All right, uh, ladies and gentlemen. No niin, hyvät naiset ja herrat. Täysistunto on nyt avattu. Voimmeko ensinnäkin hyväksyä esityslistan? Ei vastalauseita, joten esityslista on hyväksytty. Seuraavaksi pöytäkirjat edellisestä täysistunnosta, joka järjestettiin 8. ja 9. helmikuuta tänä vuonna. Kysyn, voidaanko hyväksyä pöytäkirjat? Kiitoksia. Hyväksytty. Seuraavaksi sitten sallin, että, että esitän lyhyen lausuman puheenjohtajan ominaisuudessa. Olisi kiinnittää huomiota siihen, mitä tapahtui vuosi sitten, joten istuutukaa tätä varten. Arvon jäsenet, komission jäsen, kollegat, ystävät. Tasan vuosi sitten Brysselissä, kaupungissamme, Euroopan ytimessä, unionimme ytimessä, tapahtui julma isku, joka lähetti shokkiaaltoja kaikille Eurooppaan ja kauemmaskin. Tänä päivänä vietämme näiden hyökkäysten ensimmäistä vuosipäivää ja ajatuksemme ovat niiden ihmisten luona, jotka olivat viattomia uhreja ja haavoittuneiden heidän perheetensä ja omaistensa luona, niiden ihmisten tykönä, joiden elämä muuttui lopullisesti ja joiden tuska edelleenkin jatkuu. Emme ole unohtaneet, emme ikinä tule unohtamaan sitä, mitä meille tapahtui vuosi sitten. Minä en tätä unohda, koska tämä kosketti ihmisiä, jotka ovat lähellä minua. Jopa kabinettin yksi jäsen oli uhrien joukossa. Mutta älkäämme antako tämän leimata meitä. Nämä tapahtumat kenties syvällisestikin vaikuttivat meihin, mutta emme voi antaa niiden viedä meitä kohti vihaa. Muistakaamme sen sijaan niitä arvoja, joita me edustamme eurooppalaisina ja joihin me uskomme. Rauha, solidaarisuus ja vapaus tulevat aina olemaan tärkeämmässä asemassa kuin viha ja terrori ja kauhu. Vuosi sitten sanoin, että elämä ei voi tähän pysähtyä. Me tulemme jatkossakin elämään, rakastamaan ja tekemään työtä. Ja uskon, että kaikesta huolimatta me tähän pystyimme. Emme tule luovuttamaan, emme anna periksi, vaikka edessämme olisivat kaikkien kauhimmatkin tapahtumat viime vuonna, ei tänä päivänä eikä huomispäivänäkään, emme anna periksi. EU on osoittanut sinnikkyyttä ja haluaa taistella vastaan. Me seisomme tässä yhtenä rintamana ja kunnioitamme mielipideen vapautta, olipa sitten kyse eri kansallisuuksista, eri uskomuksista. Nämä yhdistävät meitä, eivät meitä erota. Me seisomme yhdessä vihaa ja terroria ja kauhua vastaan. Osoittakaamme vastapuolelle, että Euroopan sydän edelleenkin sykkii. Pitäkäämme hetken, hiljainen hetki. Thank you. Kiitos. And now let's uh, move on to... Siirtykäämme nyt eteenpäin seuraavaan kohtaan esityslistalla. Vuorossa on komission jäsen Andriy Kaittisen lausuma. Hän vastaa terveydestä, elintarviketurvasta Lyhyt alustus ensin alueiden komitean näkemyksistä. Komission sen hyvät naiset ja olemme iloisia siitä, että voimme toivottaa teidät tervetulleeksi, komissaari täysistuntoomme keskustelemaan siitä, kuinka voimme luoda Euroopan unionin elintarvikepolitiikkaa, joka on ympäristön kannalta kestävää ja joka tukee paikallista taloutta. Vuoteen 2030 mennessä Maailmassa tarvitaan 50 prosenttia enemmän ruokaa, 30 prosenttia enemmän vettä ja 45 prosenttia enemmän energiaa. Elintarvikesektori kattaa yli 25 prosenttia maailmanlaajuisista kasvihuonekaasupäästöistä ja 60 prosenttia biologisen monimuotoisuuden menetyksestä johtuu elintarviketuotannosta. 9.17. mitattavissa olevasta kestäkehityksen tavoitteesta liittyy suoraan tai epäsuorasti maanviljelyyn. Tämä osoittaa, miten merkittävästä tehtävästä on kyse. Tämä edellyttää täydellistä täydellistä ajattelua elintarviketuotannossa. Mitä me voimme sitten Euroopassa tehdä, jotta elintarviketuotannossa tulisi kestävämpää? Meidän täytyy muuttaa kulutustapojamme ja vähentää elintarvikehukkaa. Me tarvitsemme kilpailukykyisen ja häiriötä sietävän elintarvikesektorin, joka pystyy vastaamaan markkinoilta aiheutuviin paineisiin siten, että luodaan paikallisia ekosysteemejä, tehdään maataloustuotannosta, elintarvikeiden tuotannosta tulevaisuutta, kestävää toimintaa. Tarvitsemme myöskin sosiaalisen konsensuksen ja modernin ajattelutavan niin, että suojellaan ympäristöä ja kestävää tuotantoa. Meidän täytyy aloittaa tämä valistustyö kouluissa jo. Yksi kolmesta 11-vuotiaasta on ylipainoinen tai sairaaloisen ylipainoinen. Kestävä elintarvikepolitiikka täytyy aloittaa valistuksella kouluissa. Meidän täytyy kannustaa alue- ja paikallisviranomaisia ostamaan enemmän lähiruokaa ja varmistamaan, että ihmiset syövät terveellistä ruokaa. Samalla tuotaan paikallistaloutta. Meidän täytyy tarkastella näitä haasteita ja tarttua näihin ja nähdä ne mahdollisuutena kehittää uusia liiketoimintamalleja ja innovaatioita, elintarviketuotantoa, pitää paikallisen yhteisön elinkelpoisena maaseudulla. Tällä luodaan työpaikkoja 47 miljoonalle ihmiselle ja 15 miljoonalle yritykselle. Täytyy muistaa, että elintarvikkeissa on kyse muustakin kuin ruoansaannista. Kyse on meidän identiteetistämme. Ranskalainen politiikko 1800-luvun alussa totesi, kerro mitä sinä syöt ja minä kerron sinulle, kuka sinä olet gastronomisten perinteiden merkitys alueilla on asia, ei voida jättää huomiota. Tästä syystä olin onnen nähdessäni, että meidän lausuntomme menee juuri näille raiteille. Meidän komiteamme pyytää kaiken kattavaa johdonmukaista EUn elintarvikepolitiikkaa, joka tarkastelee elintarvikkeiden tuotantoa, ravinteiden saantia kaiken kattavalla tavalla. Kaikki politiikka täytyy viedä samaan suuntaan. Elintarviken tuotanto, ympäristö, terveys, kuluttajansuojelupolitiikka, työllisyys ja maaseudun kehittäminen, näiden kaikkien täytyy kulkea rinnan, niin täytyy kehittää samassa yhteydessä. Nyt on komission jäsen Andrew Kaittisille puheenvuoron. Kuulemme nyt hänen näkemyksiään. Arvon komissaari, olkaa hyvä. Thank you, dear President, dear Marco. Kiitos puheenjohtaja, kiitos Marko varapuheenjohtajat, kunnianarvoisat valiokunnan jäsenet, samanmieliset ystävät. Minulle on ilo osallistua tähän täysistuntoon ja haluan onnitella teitä lausunnosta, joka tullaan hyväksymään kohta kestävä pohjasta EUn elintarvikepolitiikkaa, jolla on olennainen tehtävä muutoksessa – sen täytäntöpanossa. Ja olemme kuulemassa täällä käytännön lähestymistavasta, jolla mahdollistetaan se, että kansalaiset, vo- jotta kansalaiset voisivat valita terveellisen ruokavalion. Heidän täytyy saada helposti ja edullisesti turvallista ravitsevaa ruokaa hintaan, joka on sosiaalisesti hyväksyttävää. Valitettavasti vastakkainen usein on tilanne. On paljon alueita kaupungeissa, joissa pikaruokaa on runsaasti tarjolla, mutta jossa on lähes mahdotonta ostaa tuoretta ruokaa tai vihanneksia. Painotaan myöskin järkevän kaupunkisuunnittelun merkitystä eh, kestävälle liikkuvuudelle. En puhu nyt ainoastaan pyöräkaistaista, vaan julkisesta liikenteestä, rakennusluvista, kaupunkisuunnittelusta. Terveellinen ruoka yhdistettyä terveelliseen ympäristöön on tie kohti terveempää yhteiskuntaa. Mutta kaupungit ja alueet eivät ole ainoastaan alueita, joissa ostetaan, syödään tai liikutaan. Ne ovat myös eläviä taloudellisia tuotantokeskuksia. Kaupunkialueetkin ovat, ovat usein tarjonneet mahdollisuuksia paikalliselle ruoantuotannolle, lähiruoalle – alueella on päätöksentekijöitä, päätöksiä tekeviä yhteisöjä. Usein vaikutuksellisimmat politiikat ovat sellaisia, että ne laaditaan ja täytäntöönpannaan paikallisella tasolla. Olemme nyt jo kaupunkisuunnittelun, mutta painottaisin myös muiden työvälineiden tärkeyttä. Esimerkiksi julkiset hankinnat, hankinnat tai sosiaalipolitiikkaa. Lyhyemmät toimitusketjut voivat johtaa terveisempään ruokavalioon, mikä myöskin pidentää elinikää, parantaa elämänlaatua, terveysbudjettiin paine on pienempi ja myöskin ympäristö jalanjälki on pienempi. Ja paikalliset koulut ja kouluruokalat voivat lähihankintojen kautta parantaa kansalaisten terveyttä ja myöskin tervehdyttää paikallista taloutta. Kaupunkikeskuksella on myöskin tehtävänsä terveen elintavan edistämisessä, erityisesti haavoittuvammassa asemassa olevien sosiaaliryhmien joukossa, jotka kärsivät äh, suhteellista enemmän tai suhteettomasti terveysongelmista. Terve ympäristö, terve ruoka, terve elämäntapa, siinä on terveemmän yhteiskunnan sinikopio terveempien kansalaisten ja terveellisempien alueiden myös. Kansalaisten huolenaihe on ruokaturvallisuus. Ja tätä kautta terveellisempi ruoka ja eettisemmät ja kestävämmät ruokajärjestelmät ovat yhä tärkeämpiä. Haluan keskittyä yhden puheenvuoroni lopussa ruoantuotannon kestävyyteen laajemmasti ottaen globaalistikin. Viime marraskuussa komissio hyväksyi tiedonannon, jossa hahmoteltiin Euroopan reaktio globaaliin 2030 kestävyys, äh, kestävän kehityksen agendaan. Ruok- siinä on paljon ruokkaa koskevia tavoitteita ja siinä vaaditaan integroituja ratkaisuja ruokaketjun kaikissa vaiheissa. Ruoka-agendan luominen, jossa on EU-politiikka-alueita mukana ja jossa on ruokan koskevia tavoitteita, 2030 kehitysagendan puitteissa. Se parantaisi myös kasvua, työpaikkojen luomista ja tukisi väestömuutosta. Yksi maailman tärkeimmistä haasteista vuosikymmeninä on tarve taata luonnonvarojen niukkuudesta huolimatta ja il- ilmastonmuutoksesta huolimatta taata se, että ne noin 10 miljardia ihmistä, oletamme asuvan maapallolla 2050, he voisivat saada terveellistä ravitsevaa ruokaa. Ja tätä varten me emme tarvitse enempää ruokaa. Ruoan tuotanto on valtavaa. Meidän täytyy päästä eroon hävikistä, tuottaa parempaa, kestävämpää ruokaa. Tällä hetkellä 800 miljoonaa ihmistä maailmassa näkee nälkää, mutta maailman ruokajärjestö arvioi, että noin neljäsosa ruoasta menee hukkaan. Emme voi hyväksyä tätä. EUssa 88 miljoonaa tonnia ruokaa menee hävikkiin joka vuosi. Sen kustannukset Euroopassa on arvioitu 130 miljardiksi euroksi. Tämä on skandaali kultaan. Tiedätte kaikki, millä saisitte 130 miljardia euroa lisää kaupungeille, paikallisyhteisölle tai alueelle, mutta hukkaamme sen. Me voi hyväksyä tätä. Kestävän kehityksen tavoite 2,3 vaatii, että ruokahävikkiä hävikki puolitetaan vuoteen 2030 mennessä. Aika ei ole kovin paljon. Ruoan hävikin vähentäminen on tärkeää, että vähittäiskaupasta pitkin ruokaketjua. Tämä on moraaliton arvokkaiden luonnon ja varojen ja ravinnonlähteiden hukka. Meidän täytyy tukea taistelua ilmastonmuutosta vastaan. Ruokahävikki on noin, vastaan noin 8 prosentista maailman kasvannepäästöistä. Pitää, pitää huolta, että ruoka kohdentuu niille, jotka tarvitsevat sitä, niin että nälästä ja aliravitsemasta päästään eroon. Näin toimii myös uusia työpaikkoja, jotka syntyvät uuden ruoka- ruoantoimitusketjun luomisen kautta, jossa ruoan hävikki on minimoitu ja tuotanto maksimoitu. Ruoka menee hukkaan koko arvoketjun läpi tuottajalta, elostajalle, kuljettajan kuljetuksessa, kaupoissa, kuluttajien kotona. Ruoka ja hävikin vastainen taistelu vaatii sitä, me mietimme uudelleen, miten me tuotamme, markkinoimme, jakelemme ja kulutamme ruokaa. Olette kuulleet äh, sananlaskun, että syö aamiaisen ja lounas ystävänsä kanssa ja anna illallinen viholliselle. Ja mennään sanoa, että nyt pitää tässä katsella vihollisia, mutta meidän pitäisi auttaa kuluttaja syömään terveellisemmin ja huk- olemaan hävit- hukkaamatta ruokaa. Siksi tämä on osa komission strategian ydintä, jossa tuetaan EUn siirtymistä kiertotalouteen. EUn uusi kiertotalouspaketti on suunniteltu elvyttämään Euroopan siirtymistä talouteen, joka vahvistaa resurssitehokkuutta, globaalia kilpailukykyä tukee kestävää kasvua ja luo uusia työpaikkoja maatalouden ja ruokasektorilla ja kaikilla muilla talouden sektorilla. Ruokahävikin vastainen taistelu vaatii aitoa toimintaa kentällä. Kaikkien pitää te- toimia yhteistyötä. Yhteisiä ponnisteluita tarvitaan koko arvoketjun kautta. Komissio äsken on EUn ruokahävikkifoorumin, ruokajätefoorumin, jossa ovat kaikki olennaiset toimijat sekä julkisella sektorilla että yksityisellä puolella. No, tarkoituksena, että he ovat muutoksen ja EU-tasolla ja EU tukee YK on tavoite, että ruokahävikki pienenee puolella vuoteen 2030 mennessä. Foorumin jäsenet haluavat jakaa kokemuksia ja bisneskeissejä, jotta he voisivat tarttua tilaisuuksiin ja uusi, pystyisivät uusintamaan onnistuneita malleja ja kasvattaisivat sellaisia malleja, jotka ovat merkittävästi vähentää ruokahävikkiä EU-ssa. Ja käännän kaikki teidän puoleen tässä. Kun mietimme on sitoutumista kestävän kehityksen tavoitteeseen, jätelainsäädäntöehdotus vaatii jäsenvaltiolta tälle vähentävät ruokajätettä joka vaiheessa ruoan toimitusketjussa. Pitäisi seurata ruokatason jätteen määriä ja raportoida. Tätä varten komissio luo yhteisen EUn metodologian, jolla mitataan ruoka, ruokajätettä, ruokahävikkiä ja yhteistyössä jäsenvaltioiden sidosryhmien kanssa meillä on myös koordinoituja toimia, joissa ravinto, ei voi käyttää ihmisruoaksi, sitä voitaisiin käyttää rehuksi tai muuten tehokkaasti, jotta voisimme vähentää ruokahävikkiä myös kotitalouksissa mitenkään vaarantamatta ruoan terveellisyyttä tai rehun terveellisyyttä. Kunnianarvoiset jäsenet, kiitokset vielä kerran, että kutsutte minut tänään puhumaan. Odotan nyt teidän näkemyksiä ruokahävikistä, ruokajätteestä, alueellisesta näkökulmasta. On vaikea kuvitella Euroopan alueita, paikallisia yhteisöjä ja ilman toimia kentällä. Teidän näkemykset ovat tärkeitä minulle, kun olette ainutlaatuisessa asemassa unionin instituutioissa rakenteessa. Ja teillä on läheiset yhteydet kansalaisiin. Minulla on vain yksi kysymys. Onko täällä sellaista sääntöä? Ei etettä. Täällä olette tämän komiteassa, kunnassa, paikallisyhteisössä. Tämä on minun kysymykseni teille. Kiitos. Right, uh, thank you very much. And... Kiitoksia paljon. Nyt sitten puheenvuoroja salin puolelta. Aloitamme poliittisista ryhmistä suuruusjärjestyksessä. Olemme sopineet poliittisten ryhmien kanssa, että riippuen ryhmän koosta on tiettyjä aikarajoituksia. Aloitamme kansan puolesta neljä minuuttia. Puheenjohtaja Arno Kompatscherille. Olkaa hyvä. Danke, Herr Präsident. Uh... Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin tässä yhteydessä kiittää ensinnäkin komissaari Andrew Kaittis, Andrew Kaittisia siitä, että hän on täällä tänään. Hän painotti, miten tärkeä tämä aihe on koko unionin kannalta. Ja yhtä lailla hän totesi, että komissiokin tunnustaa, että tällä alalla on vielä paljon toiminnan tarvetta. Onnittelisin teitä siitä, että esitette tämän merkittävän ja painavan lausuman ja osoitut miten tärkeästä asiasta on kyse. Myöskin alueiden komitea on halunnut puuttua elintarvikehävikkiin. Kollega Ossi Martikainen oli asiassa esittelijänä, kun elintarvikehävikistä puhuttiin. Voi vain onnitella komissiota siitä, että se antoi kiertotalouspaketin. Sinä on kyse myöskin eettisistä kannoista. On eettisesti väärin, että maailmassa suuri määrä ihmisiä näkee nälkää ja saman aikaan kolmasosa tarkasta menee hukkaan. Tietystikin käse on myöskin, kyse myöskin siitä, miten elintarvikkeiden hukkaamista voidaan välttää. Alueiden komitean piirissä on järjestetty tilaisuus, jossa puhuttiin jo tästä asiasta. Yksi tapa välttää elintarvike hävikkiä on, ovat ne toimet, joita alueiden komitean kantinissa on otettu käyttöön. Tämä on yksi pieni ele, mutta kunnat ja paikallisyhteisöt ja alueet ja osavaltiot, jotka ovat täällä edustettuna, voivat merkittävältä myötävaikuttaa elintarvikehävikin vastaisessa taistelussa. Tänään tullaan keskustelemaan lausunnosta, joka tähän liittyy elintarvikehävikkiin. Me tarvitsemme EUn kokonaisvaltaista elintarvikepolitiikkaa. Te painotitte elintarvikkeiden tuotantoa ja jalostamista. Tämä on erittäin tärkeä asia unen kannalta. Työpaikkoja on hyvin paljon, varsinkin maaseudulla elintarviketuotannossa. Tämä on yksi aspekti. Toinen aspekti on tietystikin se, että että resursseja täytyy käyttää tehokkaasti ja tarkastella ympäristövaikutuksia. Olemassa positiivisia, myönteisiä esimerkkejä elintarviketuotannosta, esimerkiksi kulttuurimaisemman ylläpitäen, mutta maataloustuotannosta tai elintarviketuotannosta työntyy myöskin kielteisiä vaikutuksia. Elintarvikkeet täytyy käyttää tehokkaasti hyväksi. Resursseja täytyy käyttää tehokkaasti. Ja kyse on myöskin myönteisten ja kielteisten vaikutusten huomioon ottaminen, kun tarkastetaan kustannuksia. Kyse myöskin terveyspolitiikasta, kuten te aivan oikein totesitte alustuksessanne. Täytyy ihmisiä kannustaa kuluttamaan terveitä elintarvikkeita. Kyse on terveydenhuollosta, ennaltaehkäisestä sellaisesta. Kyse myöskin valistuksesta ja koulutuksesta. Hyvin paljon riippuu toimintakulttuurista ja kulttuurista ylipäänsä. Ja kyse myöskin identiteetistä. Se, mitä me syömme, on osa identiteettiämme. Ja tämä on myöskin terveyspolitiikkaa. Olemassa myöskin köyhiä perheitä, heinkin täytyy kannattaa kiinnittää huomiota. Heitä täytyy tukea, kun on kyse terveellisistä elämäntavoista ja ruokatottumuksista. Nyt on laajaa tukea annettu tämän tyyppisille pyrkimyksille. Konkreettisia aloitteita on otettu jo käyttöön työntekorjaamiseksi. Pitäisi olla mahdollista, että tulevaisuudessa myöskin kun tehdään julkisia hankintoja, voitaisiin suosia alueellista tuotantoa. Pitäisi myöskin mahdollista, että lastentarhoissa, kouluissa ja sairaaloissa voitaisiin yksinkertaisesti todeta, että halutaan alueellista tuotantoa vahvistaa ja alueellista kiertoa vahvistaa. Täten vähennetään ympäristön saastumista, koska elintarvikkeiden kuljettaminenkin tuo merkittäviä ympäristövaikutuksia lisäämällä hiilidioksidipäästöjä. Meidän täytyy varmistaa, että mahdollisimman kestävällä tavalla luonnon kannalta suosittaan alueista tuotantoa. Tänään päivänä tämä ei vielä ole mahdollista, koska Euroopan kilpailusäännöt ja hankintasäännöt estävät tämän. Nyt pitää saada muutoksia tähänkin puolen aikaan. Hyvin paljon on tehty jo työtä, mutta hyvin paljon vielä parantamisen varaa, varaa jotta voitaisiin varsinkin pienenmuotoista maataloutta tukea alueilla, joilla on taloudellisesti vaikea ruoka pitäisi tuottaa lähellä kaupunkeja ja myöskin muissa vaikeissa olosuhteissa, kuten huoristoseuruilla ja ankeillakin alueilla pitäisi voida tuottaa tarvikkeita niin, että voidaan mahdollisimman paljon syödä lähiruokaa. Tällaista toimintaa pitäisi tukea. Kyse myöskin termonologisista seikoista. Päätän puheenvuoron ihan kohta. Komissionkin jäsen totesi, että kun on kyse elintarvikehävikistä, pitäisi ensinnäkin analysoida tilannetta ja sitten kehittää välineitä, joita voidaan käyttää hyväksi. Tämä pätee myöskin resurssien tehokkaaseen käyttöön ja ympäristön kannalta kestävään tuotantoon. Kestävyys täytyy kaikessa muistaa ja täytyy myöskin saada riittävää tietoa politiikan pohjaksi niin, että ei luoda ylimääräisiä vielä monimutkaisempia merkintöjä, vaan merkintöjä pitäisi olla selkeitä ja viestin pitäisi olla selkeä. se voi lukea, että elintarvike on tuotettu kestävällä tavalla ja niin, että sitä voi sitten hyvillä mielin syödä sitä ruokaa. Tähän palaamme vielä myöhemmin. Tässä oli lausuminen toistaiseksi. Ähm, Kiitoksia. Anteeksi, että joudun keskeyttämään. Seuraava puhuja on PS-ryhmästä edustaja Petersen. Olkaa hyvä. Kiitos puheenvuorosta ja kiitos komission esityksestä. Minusta on terveysalue, vaikka se on kansallisen määräysvallan alainen, niin se on hyvä alue puhua ja tehdä yhteisiä aloitteita. Useimmissa EU-maissa tällä hetkellä on sellainen tilanne, että terveysjärjestelmäänkin kohdistuu säästeitä ja meidän täytyy tuottaa enemmän palveluita halvemmalla. on tärkeää, että e on julkilausumassa on, että kun me mietimme toimintaa, me toimimme niin kuin saarnaamme, mutta terveys on laajempi kysymys. Se terveys on sektori ja sillä on merkitystä muille sektoreille. Ja siksi olemme keskittyneet siihen, miten terveyspalvelut tukevat muita yhteiskunnan osia, työmarkkinoita, jossa terveyshallinnolla on mahdollisuus taata, että kansalaiset työskentelevät paremmin sairauden jälkeen tai onnettomuuden jälkeen sektorin laatu ja tehokkuus ovat tärkeitä peruskiviä toimiville työmarkkinoille. Terve kansa väestö on myöskin erittäin tärkeää se, että meillä on työvoimaa, sitä kasvavaa Euroopassa tarvitaan terveydessä, tarvitaan ja, ja sitä komissio ja esittely puhuvat ja tässä ruokasektorilla ja ruoantuotannolla maatalouden tärkeä tehtävä. Meidän toivemme on, että meillä on yhteistä maatalous- ja ruokapolitiikkaa, kun me keskitymme siihen, mihin, mitä syödään, mitä juodaan ja niin miten tuotetaan. Tämä ei ole mitenkään pieni asia. Meillä on riittävästi haasteita tällä hetkellä. Meillä on ah, esimerkiksi ah, bakteeriresistenttejä antibiootteja, Meillä on liikaa torjunta-aineita, mainitakseni vain muutaman haasteista, joihin täytyy puuttua, mikäli me haluamme muuttaa äh, ruokatottumuksia. Ja luodaksemme ekologista tuotantoa, luodaksemme lisää terveyttä, on tärkeää, että komissio kulkee edeltä. Tärkeää tartun näihin aiheeseen. Ja olen kuullut komissaarin puheesta, että tällaisia asioita hän aikoo puuttuakin. EU-maatalouspolitiikka on pohjana terveydelle ravinnolle. Pieni osa viljelijöistä myös suoraan kuluttajalle. Ja voimme parantaa välitystoimintaa. Mitä enemmän välikäsiä kaupassa on, sitä vähemmän viljelijät ansaitsevat. Euroopassa ravinnon hinta ja ruoan hinta vaihtelee kovasti. Komissio on puhunut siitä, että arvoketju tässä nykymaatalouspolitiikassa. Kysyisin piti komissiota, onko teillä jotain täsmällisiä tavoitteita elintarvikeketjun ketjua varten? Meillä on äskettäinen raportti, jossa että komissio ei ole luonut resurssitehokaskaan elintarvikeketjua. Ja halutaan uudistuksia maatalouspolitiikkaan. Me, me haluamme vuoteen 2025 mennessä pienentää 30 prosentilla ruokahävikköä. Komissio tarvitsee myös muita tavoitteita kestävää ruokapolitiikkaa varten EU-ssa. Ja haluaisinpa kuulla, onko muita aloitteita kestävä politiikasta varten. Ja lopuksi sanoisin komissaarille, pyytäisin häntä vielä Tanskaan, Etelä-Tanskaan, jossa on päässyt pitkälle terveensä hyvinvointiteknologiassa. Meillä on innovaatiotoimintaa. Tämän voitte nähdä, voimme näyttää teille hyviä asioita. Teknologialla on myös roolinsa. Toivotan tietysti teitä kaikki myöskin. Thank you, thank you for that. And then Ossi Martikainen. Kiitos sitten Ossi Martikainen Aldesta kolme minuuttia. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia komissaarille erinomaisen mielenkiintoisesta puheenvuorosta. Samalla onnittelen herra Kompatseria. Tämä hänen lausuntonsa on hyvin onnistunut ja täydentää sitä työtä, mitä komiteassa on jo aikaisemminkin tehty, kokoaa hyvin eri asioita yhteen muut puhujat ovat jo käsitelleet monia tärkeitä asioita mutta itse haluaisin aluksi pari, sanaa sanoa tästä viime aikoina ruokamarkkinoita heilauttaneesta lihakriisistä brasilialaisesta lihasta. tällä kertaa se pilaantunut liha tuli euroopan unionin ulkopuolelta mutta valitettavasti myös euroopan unionin sisällä näitä vastaavia tapauksia on ollut. ruokaväärennökset ovat maailmalla globaalisti hyvin suuri liiketoiminnan muoto joka rehottaa. kansalaiset kysyvät mitä euroopan unioni voi tehdä tässä mikä on unionin rooli kun me pyrimme estämään näitä ruokaväärennöksiä ja, ja epäterveellisen tai vaarallisen ruoan päätymistä kuluttajille. tämä on aivan keskeinen kysymys kansalaisen kannalta että voidaanko ruokaketjuun luottaa. samalla haluaisin myös että pohdittaisiin sitä että kun yhteisen maatalouspolitiikan uudistusta ajatellaan että miten sinne voitaisiin lisätä niitä kriteerejä jotka lisäävät kuluttajien luottamusta jotka vähentävät raaka aineiden ja energian tuhlaamista ruokaketjussa ja jotka vähentävät sitten myös komissaarin mainitseman ruokajäteongelman syntymistä kaikki nämä kysymykset osoittavat että me tarvitsemme vahvan yhteisen maatalouspolitiikan koska se on osa myös kauppapolitiikkaa yhteistä ympäristönsuojelua ja kansanterveyttä. ajatukset siitä että voitaisiin palata johonkin kansalliseen järjestelmään ovat tietysti mahdottomia myös näistä näkökulmista katsottuna ruokaketjussa kuluttajan näkökulmasta hyvin tärkeää on kestäväpohjaisuus ja jäljitettävyys se että me luomme lyhyitä jäljitettäviä ruokaketjuja silloinhan me myös vähennämme ruokajätettä ja energiankulutusta tuotannossa. tämän edistäminenhän meillä komiteassa on ollut aikaisemminkin esillä. kysymyshän on yksilön valinnoista viime kädessä mutta myös esimerkiksi yhteisen maatalouspolitiikan ja kuluttajapolitiikan käytäntöjä ja sääntöjä muuttamalla me mahdollistamme yksilöiden viisaita valintoja. ruokaketjusta voidaan saada enemmän arvoa käyttämällä siihen vähemmän tuhlaavalla tavalla raaka aineita ja, muita resursseja. se on sekä kuluttajan että tuottajan etu. lopuksi kiitän komissaaria siitä että tämä eh, ruokajäte eurooppalainen platformi on, on saatu perustettua ja että komissaari itse osallistui aktiivisesti sen työskentelyyn. olen siellä komitean edustajana ja olen nähnyt sen hyvin mielekkääksi. nyt meillä on sinne koottu parhaat asiantuntijat juuri näihin komissaarin kysymiin käytännön asioihin etsimään vastauksia ja uskon että hyvin lyhyessä ajassa voimme jo osoittaa että tämä yhteistyö tuottaa tulosta samoin kuin tietysti yhteistyömme muutenkin luonnonvaravaliokunnan puitteissa jonne komissaari on tietysti aina tervetullut. Thank you very much. And now the next is uh, Marek Olczewski, Europe. Marek Olczewski, seuraavaksi Euroopan allianssista, olkaa hyvä. Kaksi minuuttia. Paljon kiitoksia puheenjohtaja, hyvä komission jäsen, hyvät kollegat. Ryhmämme puolesta haluaisin sanoa, kuinka suuri kunnia on että meillä on komission jäsen täällä vieraanamme, kun keskustelemme elintarviketurvasta. Saksalainen filosofi Beke 30 vuotta sitten kestellessään riskejä yhteiskunnassa totesi, että todellinen hierarkia tulee muodostumaan enemmän tai myöhemmin. Hän toi myöskin esiin sen, kuinka tärkeää on välttää ympäristöön kohdistuvia vaaroja. sekä sellaisia vaaroja, jotka kohdistuvat ruoan tuotantoon. Nyt elintarviketurvallisuus on tämän pohdintan tulosta. Ajatus siitä, että meillä olisi kestävä konsepti. elintarviketurvallisuus ja sen takaaminen on jotakin, mikä hyödyttää yhteiskuntaa. Paikallishallinto on roolissa, jota tulee korostaa erityisesti maaseutualueella. Elintarviketurvallisuus on ensiarvoisen tärkeää kun me paikallisia kehitysstrategioita sorvaamme sellaisia, jotka liittyvät elintarvikeketjuun. Tässä yhteydessä Euroopan unioni ja täällä vieraileva komission jäsen voisivat tähdätä maailman kehittyneimpään, täsmällisimpään arvion järjestelmään. Tämä järjestelmä on kuitenkin melkoisen kallis, sen voimme todeta. Ja huomaamme, että elintarvikkeet, jotka ovat parempi laatuisia ja kalliimpia, joutuvat pois markkinoilta. Halpa tuotanto, joka tulee unionin ulkopuolelta, ajaa sen markkinoilta. Kuluttajat ovat hyvin tyytyväisiä elintarvikealan tiukkoihin standardeihin, mutta ne ovat jotakin, mitkä saattavat vaarantua, sillä Euroopan unioni sekä tuo että vie elintarvikkeita. Innovaation ja reilujen kilpailuolosuhteiden ansiosta Eurooppa voi tarjota kylliksi hyvälaatuisia elintarvikkeita eh, kohtuullisen hintaan kaikille. Nämä asiat selvästi tuovat esiin sen, kuinka suuri ruoka turvakysymys on. Hyvä komission jäsen, minulla on kysymys teille. Missä määrin eurooppalainen politiikka voi taata sen, että me itse asiassa tarjoamme korkealaatuisia elintarvikkeita ihmisille ja kuinka voimme varmistaa sen, että elintarvikkeet turva toteutuu? Kiitoksia. Robert. Seuraavaksi ECR nimissä Robert Korek. Olkaa hyvä. E, dzień dobry. Szanowny panie przewodniczący. Tervetuloa komissaari, haluaisin käyttää mahdollisuutta tavoittaa komission jäsenen tervetulleeksi ESR-ryhmän nimissä. Ryhmämme on arvioinut ruokaturvallisuutta koskevaa lausuntoa yksityiskohtaisesti, koska tämä on hyvin tärkeä aihe paikallisviranomaisille kautta Euroopan. Me uskomme, että luonnonvaroista valmistettu ruoka on samanlaista kuin ilmaita jota hengitämme. Se on rikkautta, jota täytyy suojella. Ja sen ryhmän puolesta sanoisin, että me emme haluaisi viitata terveyssektoriin, koska uskomme, että terveyskysymyksen pitäisi pysyä kansallisena kysymyksenä. Mutta kestävä ruoantuotanto on tärkeä kysymys. Meidän pitäisi tehdä kaikkemme, jotta erilaisiin kansallisiin, paikallisiin ja eurooppalaisiin toimiin mahdollistaa sen, että kansalaiset saavat turvallista ruokaa, ruokaa, jonka koostumus on helppo ymmärtää selkeitten merkintöjen ansiosta. Ruokaa, joka on turvallista. On myöskin kielteisiä kehityksiä ruokapolitiikassa. Kun ketju pellolta haarukkaan pitenee, kun suuryritykset astuvat kuvaan. Kun tuotanto ja arvot, jotka ovat kaukana paikasta tuotannosta, ovat tärkeitä. Kemialliset lisäaineet ovat ongelma myöskin. Ja ymmärtävästi näillä on kielteisiä vaikutuksia ihmisen terveyteen – mutta emme kuitenkaan halua puuttua kuluttajien päivittäisiin valintoihin liikaa. Tämä ei merkitse, etteikö meidän tarvitsisi tehdä enemmän paikallisella, kansallisella ja Euroopan tasolla varmistaakseen ostamamme ruoan turvallisuuden ja saadaksemme ruokamerkinnät, jotka kertovat meille sen. Minusta kaikkien hyväksymiemme lausuntojen pitäisi mennä tähän suuntaan. Kiitos komissaari, kiitos esittelijä. Kiitoksia. Meillä on vielä neljä lyhyttä puheenvuoroja jäljellä. Povali, Sakredeus, Carson ja Abramovicius ovat vielä tällä. Birgitta Sakredeus saa kolme minuuttia ja muut vain yhden minuutin. Voimmeko tämän jälkeen päättää keskustelun, jotta voimme pysyä aikataulussa? Voinko tällä tavalla tämä hoitaa. Ja sitten vielä yksi puhuja tämän jälkeen. Ja sitten ei enempää. Ensimmäisenä kuulemme Rova Sakredeusin puheenvuoron. Hän on laatinut lausunnon myöskin. Teidän lausuntona liittyy terveyteen. Halusimme teidän puheenvuoronne kuulla nyt, kun komissaari on paikalla. Birgitta sakredeus olkaa hyvä. Minä puhun täällä. Täällä ollaan. myöhemmin iltapäivällä me tulemme keskustelemaan komission raportista Euroopan terveystilanteesta. Ja ensiksi sanoisin, että olen iloinen ja kiitollinen, että komissio on tehnyt tämän joka toinen vuosi toteuttava projekti, jossa tarkastellaan terveyden tilannetta EUn tasolla. Meidän mielestämme Tämä erittäin merkittävä panos. Ja me olemme kirjoittaneet lausunnon, jossa me voimme todeta, että kroonisten sairauksien osuus on erittäin suuri terveydenhoitokustannuksista, sairaanhoitokustannuksista. Ja meidän täytyy tehdä jotain kiihtyvälle terveydenhoitokulujen kasvulle kasvaa nopeammin kuin väestö. Lausunnossa osoitamme, että, että meidän täytyy työskennellä enemmän ennaltaehkäisyn parissa. Ja ruoka tulee kuvio mukaan voimakkaasti ehkäisevässä työssä. Voimme todeta EU-terveystilanteesta, että tupakan kulutus on vähentänyt. Tupakointi on vähentynyt, mutta lihavuus kasvaa me lihoamme. kyllä vähiten lapset lihoavat. Ja meidän täytyy kovasti enemmän toimia ennaltaehkäisevästi. Haluaisinkin, että komission jäsen kommentoisi vähän, mitä hän ajattelee, että me voimme yhdessä tehdä EU-tasolla, jotta harvemmat olisivat niin paksuja thank you very much. And then... Selvä, kiitoksia. Repoveli, yksi minuutti, ei enempää. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, tisztelt kollégák! Megítélésem szerint az energiatanúsítványokhoz hasonlóan az élelmiszer... Kiitos puheenjohtaja arvon kollegat. Uskon, että kun on kyse elintarvikkeista, meillä pitäisi olla kunnolliset merkinnät. Ja merkinnästä täytyy voida lukea, mitä ainesosia elintarvikkeissa on käytetty ja etiketin täytyy olla selkeä, että kuluttaja ymmärtää, mistä on kyse. Lisäksi täytyy muistaa ekologinen jalanjälki, joka elintarvikkeen tuottamisesta on syntynyt. Se pitää merkitä etikettiin. Viime vuosina on nähty, kuinka monikansalliset yritykset joissakin jäsenvaltioissa ovat tuottaneet huonompilaatuisia elintarvikkeita markkinoille. Valitettavasti tällaista on nähty vähän väliä. Nyt ei pidä enää paikkaansa, että monikansallisten yritysten tuotteet olisivat laadukkaampia. Tämä ei kertakaikkiaan pidä enää paikkaansa. Valitettava kyllä, objektiivisesti katsottuna on voitu havaita, kuinka nämä yritykset käyttävät vain suurta kokoaan hyväkseen, nitistäänkseen pienemmät toimijat ja yritykset paikallisella tasolla – Pienet yrittäjät ovat nyt puun ja kuoren välissä. Meidän täytyy kerta kaikkiaan tehdä jotakin. Paikallista taloutta täytyy vahvistaa, ei pelkästään sanoja, vaan myöskin tekojen avulla. Carson. Rova Carson seuraavana. Okei, okay, uh, that's cancelled then, uh, Miss Job. Hän on uh, perunut puheenvuoropyyntönsä, herra Abramovic, sitten. Let me speak some Lithuanian. Uh, minä olen puhunut liettua. Matiti, jos... Äh, Paljon kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen. On hienoa nähdä teidät täällä alueiden komitean täysistunnossa. Haluaisin kiittää teitä siitä, että olette vieraanamme haluaisin kiittää teitä puheenvuorostanne, jossa kerroitte komission toiminnasta tällä alalla. Keskustelu osoittaa, että että paikallishallinnon edustajat ovat tärkeässä roolissa kaikissa tämän alan töissä. Meidän täytyy pyrkiä auttamaan komissiota toimeenpanemaan kaikkia näitä päätöksiä kansallisella ja paikallisella tasolla. Sillä terveellinen elämän, elämäntapa, kaikki mikä liittyy ravintoon, ne ovat tärkeitä kysymyksiä meille kaikille tärkeitä kysymyksiä. Toivottaisin teille suurta menestystä tässä työssä. Kiitoksia. Uh, Kiitos edustaja Fansta. Arvona puheenjohtaja. Nyt kun komission jäsen, joka vastaa terveysasioista on paikalla, tämä on hieno asia. Tämä osoittaa, kuinka tärkeästä esityslistan kohdasta on kyse. Voisin kiittää teitä lämpimästi teidän sitoumuksestanne ja teidän erittäin uskottavasta Luottamus herättävästä puheenvuorostanne. Kun puhutaan elintarvikkeista, tieteen tutkimus osoittaa, että kyse on myöskin ekologisesta kysymyksestä. Minä en ole kovinkaan optimistinen nyt tuotantomenetelmien suhteen, joita harjoitetaan, kun kasvinsuojeluaineita, sienten torjunta-aineita ja tuhallisten torjunta-aineita käytetään yhä enemmän. Niitä päätyy ei pelkästään elintarvikkeisiin, vaan myöskin pohjavesiin. Eikä tämä ole kehittä, kestävää tuotantopolitiikkaa, pikemminkin siis suosia ekologista tuotantoa turkikoria. Ilman antibiootteja pitäisi tuottaa, mutta ilman antibiootteja tuottaminen ei ole edes mahdollista. Sitä ei voi edes kuvitella tänä päivänä enää. Meidän pitäisi saada kertomus, joka pitää sisällään kaikki aspektit, ei pelkästään elintarvituotannon kannalta, vaan myöskin tuotantomenetelmien ja kaikkien muidenkin asiantuntijoiden kannalta pitäisi olla kokonaisvaltainen kuva elintarviketuotannosta. Siitä otetaan huomioon myöskin maaseudun kehittämistarpeet. Mutta joka tapauksessa haluaisin kiittää lämpimästi komission jäsentä. Toivottavasti muutosehdotukset, jotka on tehty tekstiin, tulevat entisestäänkin parantavan erinomaista lausuntoa. Kiitos. Viimeinen puheenvuoro kuullaan Rova Bogdanin suusta. Olkaa hyvä. Madame Daniel. Daniel, ole hyvä. Merci. Kiitos puheenjohtaja, komissaari, esittelijä. Kiitos, että käsitellä tätä aihetta. Haluaisin kuitenkin paita ruokahävikkiin. Totta kai me sitä vastastamme ja pyrimme pohjimmiltaan nolla jätetasoisen. Me voimme tehdä ennaltaehkäisevää että väestön joukossa ja että se luokittelee, ostaa järkevästi, kuluttaa järkevästi ja että ihmiset ymmärtäisivät uudelleen käyttää jäteen, mutta, mutta turvallisuuden vuoksi tämä on olemassa sääntöjä, jotka luovat elintarvikejätettä ja hävikkiä. Ajattelen erityisesti sääntöjä, jotka koskevat ravintoloiden kouluruuan, ja muiden ravintoloiden toiminta, jotka pakottavat heittämään kuluttamattoman käyttämättömän ruoan pois. Tämä on eh, ehkä vähän tavoitteiden vastaista pitäisi olla niin, että säännöt mahdollistavat sen, että ei syntyisi niin paljon tarvikehävikkiä. Very much and uh, to be having... Kiitoksia. Mutta kaikilla olisi tasavertaiset mahdollisuudet. Edustaja Skoros saa vielä puhua, mutta te olette sitten kyllä viimeinen puhelistalla. Κύριε Πρόεδρε, συζητάμε σήμερα ένα πάρα Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Me puhumme nyt erittäin tärkeästä aiheesta, joka koskettaa meitä kaikkia, erityisesti. Minulla on se yksi kysymys, jonka haluaisin esittää. Mehän tunnemme tämän alan erittäin hyvin. Missä määrin meillä on elintarvikkeiden osalta kontrollia niiden, joita kansalaisille suunnataan? Me haluaisimme olla luonnollisesti varmoja. Kansalaiset haluavat olla varmoja ja tietää, mitä syömät. Eivät syö mitään vaarallista. Kiitos. Nyt puheenvuoro on vielä komission jäsen Andrew Kaittisilla, jotta hän voi vastata. Olkaa hyvä. Indeed. I am very happy. Paljon kiitoksia. Ilolla kuuntelemaan teitä. Ja olenpä pitkälti samalla linjoilla. Kiitoksia toista erinomaisessa lausunnassa. Ja kiitos Anne toivotuksista. Olen kommenttien ja ehdotusten kanssa täysin samaa mieltä. Mutta yhteen tärkeän asian kiinnittäisin huomiota. Kolmikat ECRstä esittävät sellaisen kannan, että terveys terveenä täytyy pysyä kansallisessa toimivallassa. Kiinnittäisin huomioon siihen, että terveyden määritelmä on sellainen, että se on terveysjärjestön määritelmä. Terveys on sosiaalinen, mentaalinen, fyysinen, fyysistä hyvinvointia. Ei siis sairautta ja muuta. Terveydenhoitojärjestelmät ovat kansallisessa toimivallassa. Se on terveydestä sisämarkkinoista ja ruoasta ja tuotannosta. Ja joku mainitsi, että tuotan, tuotteet kulkevat maasta toiseen, on sokeripitoisia, suolapitoisia, rasvapitoisia tuotteita. Voiko näitä kysymyksiä säädellä vain kansallisella tasolla? Kansanterveelliset ongelmat ovat rajat ylittäviä globaaleja kysymyksiä. Älkää sotkekaa terveydenhoitoa ja terveyden sairauden hoitamista. Terveyspolitiikka on läheisessä yhteydessä maatalouspolitiikkaan, ympäristökysymyksiin, kestävän kehityksen tavoitteisiin. Moniin, moniin asioihin, jotka ovat rajat ylittäviä. Teidän täytyy ymmärtää, että terveys on hyvinvointia. Meidän täytyy tarttua terveyden käyttöön käyttäytymis, sosiaalisen määräjien ympäristötekijöihin, jotka vaikuttavat terveyteen. Ja on mahdotonta ilman yhteistyötä nähdä äh, terveysongelmia kapeasta terveydenhuolton näkökulmasta. Meidän täytyy olla terveitä resursseja. Meidän täytyy olla yleiseurooppalaista ravinnepolitiikkaa meidän täytyy arvioida yhteistä maatalouspolitiikkaa Euroopan tasolla. Yhteistä eurooppalaista politiikkaa, joka koskee torjunta-aineiden käyttöä, ympäristönsuojelua, vesiresurssien, energiaresurssien säästämistä ja suojelua. Tämän vuoksi olemme tehneet ehdotuksen kiertotaloista. Ja ruokahävikki, ruokajäte ovat myös eurooppalaisia kysymyksiä. Totta kai me, me tiedämme, että monet välineet ovat paikallisten yhteisön kaupunkien ja alueiden käsissä, mutta me luomme EU-tasolla lisäarvoa puhuessamme terveydestä. Olen iloinen, että mainitsitte meidän Health at Glance raportin. Seura- me esittelemme isolla pensselillä terveystilanteen Euroopassa. Puhutaan lasten lihavuudesta – E, eilen me, Maltalla meillä oli loistava neuvos, epämuodollinen terveysministeriön neuvosto, jossa lasten lihavuus, ylipainoisuus oli ykkösasia. Mutta tässä täytyy tarttua aggressiiviseen lapsiin mainontaan ja markkinointiin. Kysymys on veropolitiikasta Esimerkiksi vähimmäistuote vero tupakalle, alkoholille, sokerille. Meillä on mahdollisuuksia yhdistää voimamme ja edetä kohti terveempää Eurooppaa, sosiaalisempaa Eurooppaa. Mutta meidän täytyy ymmärtää, että tarvitaan tervettä Eurooppaa. Puhun nyt maailman terveysjärjestön määritelmästä. En puhu sairauksista, taudeista, terveydenhuollosta, vakuutuksista, korvauksista, sairaista ihmistä. Kysymys on siitä, miten ihmiset olisivat mahdollisimman terveitä mahdollisimman pitkään. Mitä varten meillä täytyy olla yhteistä ravintopolitiikkaa. Minä olen lääkäri. Kyllä, minä tiedän mistä minä puhun, ihan ammattini puolesta. Ja olen iloinen, kun näin aloitteita. Ok. Me puhumme tavallaan konkreettista kysymystä ruokajätteen hallinnoinnista. Me esittelimme metodologisen kehikon seuraavassa kokouksessa. Tarkastelemme, miten tästä keskustellaan teidän kaikkien kanssa, että meillä olisi aito metodologia ruokajätteen hallitsemiseksi – kautta koko ruokaketjuun tilalta kuluttajalle. Annoskoko on osa ruokajätä kysymystä. Mainitte, miten puuttua ravinnon kestävyyskysymyksiin. Meillä on yhteistä maatalouspolitiikkaa. Ruokajäte on, siitä me puhumme, mutta ravitsemuspolitiikkaa ei ole EU-tasolla. Nämä miten vaikeita on toteuttaa EUn ehdotusta maitoa, hedelmiä ja ihan koskevista ohjelmasta. Rahaa tarjotaan. Pyydämme, että paikallisviranomaiset käyttäisivät resursseja aktiivisesti. Kysymys on lapsista ja kouluista, sairaaloista – vaan mahdollista tarjota lisää tuoretta ruokaa ja tukea paikallisia tuottajia. Meillä oli eilen keskusteluja julkisten hankintojen muut, sääntöjen muutoksista. Miten muutettaisiin sääntöjä niitä paikallishallinnolla? Olisi mahdollisuus ostaa tuorempaa ruokaa lähialueelta. Kysymys on pk-yrityksistä jos mahdollista tukea viljelijöitä. Kysymys on paikallisten yhteisön auttamista, niin että pysyvät elossa. Olen oikein tyytyväinen kaikista teidän ehdotuksista. Jatkamme yhteistyötä. Yleisesti ottaen me täytämme velvollisuutemme selittämällä tilanteet jos mä, mä teemme tämän esimerkiksi päiväisten merkinnöistä. Tämä koskee säätöjen muuttamista, että syntyy vähemmän ruokajätettä. Miten voisimme vähentää byrokratiaa yrityksille? Ja minä otan vastaan tämän kutsun. Tanskan oli Kööpenhaminassa ja näin erinomaisesti erinomaisen koulun, jossa opetettiin lapsille, lapsia ymmärtämään, mitä terveellinen ravinto merkitsee, miten sitä tuotetaan. Se oli loistava esimerkki. Ja se, otan kutsunut vastaan nähdäkseni innovaatio ah, Helsingissä, Hollannissa, Maltalla, Italiassa. Olen nähnyt paljon mahdollisuuksia rohkaista yhteisöjä. noudattamaan parhaita käytäntöjä. Liettolaisilla on myöskin menestyksestä tässä. Kiitoksia. The commissioner. Kiitos komission jäsenet tästä lausumasta. Mä kertoin yhden esimerkin meidän kanttiinistamme. Lukuisia lehtimiehiä on ollut tänään analysoimassa tilannetta ja nähneet, että meidän kanttiinimme on parhaita käytänteitä sen suhteen. Harjoittaa parhaita käytänteitä, jotka liittyvät elintarvikkeiden hävikin vastaisen taisteluun. Tämä näin anekdootinomaisesti tähän ja kiitoksia paljon teille. All right, uh, let's uh, then uh, quickly... Nyt sitten nopeasti lausunto. Nyt on tietystikin Arno Kompacherin lausunnosta kyse elintarvike, hävikistä äh, elintarvikepolitiikasta. Tämä lausunto on nyt hyvin alustettu, uskoakseni, joten voimmeko mennä suoraan äänestykseen? Okay, very briefly. Hyvin lyhyesti, lyhyt puheenvuoro vain esittelijän suunnalta. Ich habe meine Zeit vor... Minä oikeastaan käytin jo liikaakin aikaa aiemmassa puheenvuorossa, puhun hyvin lyhyesti. Haluaisin kiittää asiantuntijoita, jotka auttoivat antamaan meille, minulle tieteellistä tietoa. Esimerkiksi professori Kampisjärin halusin kiittää ja myöskin sidosryhmiä. Puhuisin näistä kolmesta muutosehdotuksesta. Nämä kaikki myötä vaikuttavat siihen, että lausunnosta tulee vielä parempi kuin mitä se muuten on. Ja kyse myöskin pilottihankkeista näissä. Nämä ovat yhdessä lausuttuja, yhdessä laadittuja muutosehdotuksia. Pilottihankkeet ovat erittäin tärkeitä, koska tämä tuo uutta pontta ja uusia näkökulmia politiikkaan niin että yhdessä Euroopan parlamentin kanssa voidaan viedä asioita eteenpäin ja komissionkin kanssa pyritään siihen, että pilottihankkeita tuettaisiin tällä alalla unionin tasolla. Tätä voitaisiin osoittaa, kuinka konkreettisesti tätä toimia pistää täytäntöön. Muuten katson, että tämä lausunto vastaa käytyä keskustelua, mutta terveyskysymys oli vielä erityisaihe, jota täällä myöskin keskusteltiin, käsiteltiin jo. Joten viime kädessä tässäkin on kyse terveydestä. Ja kuten komission jäsen totesi, nämä kaksi liittyvät toisiinsa ja kiitos paljon kaikesta tuesta ja tästä keskustelusta. Kiitos nyt sitten äänestyksiin. Mutta sitä ennen McCarthyltä hyvät, hyvin lyhyt puheenvuoro. Äh, Olen samaa mieltä lausunnon kanssa, että meillä täytyy olla enemmän synergiaa yliopistojen ruoantuotannon tajien organisaatioiden kesken ympäristöjärjestöjen kanssa. Corkissa, omassa kaupungissa on ruokapolitiikan kehittämiskomitea, jossa edistetään ruokaa, kysymyksiä, mutta myöskin tarvitaan elinikäistä oppimista ja opetellaan uusia taitoja. Tämä on osa myös terveyttä kaupunkien ohjelmaa. Meillä on paljon mahdollisuuksia ohjelman puitteissa. Vielä kerran onnittelu tästä liian. Now let's go to the vote. We have uh, three amendments. Nyt äänestetään. Muutosehdotuksia on kolme. Muutosehdotus yksi ensinnäkin. Puolest, esitellään puolestaan, joten puolestaan, että vastaan. Kukaan ei on joten hyväksytty. Sitten muutosehdotus kaksi. Esitellään puolesta, puolestaan, että vastaan. Enemmistö oli puolesta, joten hyväksytty. Muutosehdotus kolme. Esittelen puolesta. Puolesta äänet vastaan. Kukaan ei vastustanut, joten hyväksytty. Sitten koko tämä lausunto näin muutettuna. Puolesta äänet vastaan. Ei vastaan ja hyväksytty. Paitsi että tyhjät äänet vielä. No hyväksytty yksimielisesti. Onnittelut herra esittelijälle. Now we need to, uh, make a change on... Nyt meidän täytyy hieman muuttaa esityslistaa, joten seuraavaksi otamme sisään herran Barnierin. Hän on saapunut paikalle. Hänellä on hyvin tiukka aikataulu, joten toivotamme hänet nyt tervetulleeksi ja siirrymme Brexit-keskusteluun. report. Uh, Uh, Jatketaan kokousta. Ensinnäkin alustan lyhyesti. Arvon herra Barnier, kiitoksia siitä, että suostuitte vieraksemme täysistuntoon. Meillä oli erilaista keskustelua puheenjohtajakokouksen yhteydessä. Silloin tarkastelimme tätä asiaa jo syvällisestikin. Tänään tarkoituksena on alueen komitean puheenjohtajan, kaupungin johtajien ja paikastason edustajien kanssa keskustella jatkosta, kun on kyse EUn ja yhdistyneen kuningaskunnan suhteista. Britti kansalaisten enemmistö teki päätöksen, jota täytyy kunnioittaa, mutta toisaalta kaikki ovat tietoisia siitä, että tähän liittyy riskejä ja tulevien sukupolvien vakaus on vaakalaudalla. Olette varmaan tietoinen, herra Barnier, että huolimatta siitä, että teidän tehtävänne on teknisesti koordinoida virallisia neuvotteluita EUn puolella – niin varmaan käsitteet ja Brexitin vaikutukset eivät ole abstraktisia niin, että EU-lainsäädäntöä vain rukattaisiin tuhansia sivuja lainsäädäntöä. Tämä tulee vaikuttamaan kaikkien kansalaisten elämään, jotka tekevät työtä kaupungissa ja alueilla sekä yhdistyneessä kuningaskunnassa että 27 muussa jäsenvaltiossa. EUn vastuuna on pitää yllä yhtenäisyyttä käyttää ja pitää kiinni kaikkien kansalaisten oikeuksista. Tämä täytyy olla kaikkein tär- tärkeimpänä ja päällimmäisenä asiana koko prosessissa. Kuinka tällaista tulee vaikuttamaan ihmisten tavalliseen elämään kunta- kuntatasolla ja yritysten elämään? Tänään vaaleilla valitut poliittiset johtajat jotka edustavat kaikkia 28 jäsenvaltion mukaan ottanutta kuningaskuntaa, haluavat jakaa teille, teidän kanssanne näkemyksensä niistä vaikutuksista, että tästä kaikesta koetu alueelle ja kunnostasolle. Varsinkin ihmiset haluavat, jotka elävät rajaseuduilla tekevät työtä ja harjoittavat liiketoimintaa eri jäsenvaltiossa. Hei, kaikkiin tämä vaikuttaa. Era Barnier, kun tarkastelen teidän poliittista uraanne, olemme tietoisia siitä, kuinka paljon te arvostatte paikallisen alueen hallintoa. Alueiden komitea ei omaa virallisia oikeuksia olla mukana neuvotteluissa, mutta alueelliset parlamentit kuitenkin ovat mukana ratifiointiprosessissa joidenkin kauppasopimustenkin yhteydessä, jotka sitten kuuluvat rintarinnan lopullisen sopimuksen kanssa. Instituutin näkemyksemme tulee heijastumaan päätöslauselmaan, joka tullaan hyväksymään huomispäivänä. Te löydätte siitä meidän huolemme ja mahdolliset ratkaisut, joita alue- ja paikallistasolta käsin löydetään jäsenvaltioista tulevina kuukausina. Me tulemme pitämään läheistä yhteystä teihin nähdäksemme, ovatko meidän ehdotuksemme mahdollisesti tulleet otetuiksi huomioon neuvotteluissa. Ennen kuin päätän puheenvuoroni, haluaisin kertoa teille saman, minkä sanoin tammikuussa Lontoossa, kun alueiden komitean valtuuskunta käveli Lontoossa. Mikäli Brexit tarkoittaa Brexittiä, silloin Euroopan unioni edelleenkin merkitsee Euroopan unionia. Se tarkoittaa sitä, että emme halua millään tavalla vesittää meidän saavutuksiamme ja omia poliittisia visioitamme. Se, että itsekästä pidetään kiinni valtioiden suverenisuudesta, tämä ei ole oikea tapa toimia EU-ssa. Uskon, että paras tapa puolustaa meidän kansallisia, alueellisia ja paikallisia intressejämme on edelleenkin se, että tehdään yhteistyötä ja kunnioitetaan yhteisiä arvoja. Näin EU toimii ja näin se tulee aina toimimaan. Me tulemme jatkossakin olemaan yhtenäisiä, mutta me täytyy käyttää kriisiä hyväksemme ja muuttaa se mahdollisuudeksi, tilaisuudeksi tuleviksi, tulevina vuosina. Alueiden, kaupunkien ja paikallistason puolesta olemme valmiita tarjoamaan ratkaisuja sen osalta, kuinka EUta voitaisiin uudistaa, niitä Suomi toimisi paremmin kansalaisten kanssa yhdessä ja kansalaisten puolesta. Toivotamme teille onnea ja menestystä neuvottelujen toivon mukaan kaikkien kansalaisten etujen mukainen sopimus syntyy. Olkaa hyvä. Euh, Monsieur le Président. Paljon kiitoksia puheenjohtaja Markkula. Hyvää päivää kaikille teille, hyvät naiset ja herrat, äh, hyvät kaupunginjohtajat, äh, hyvät alueiden äh, komitean jäsenet, jotka ilokseni nyt pääsen tapaamaan. Haluaisin kiittää puheenjohtaja Markkulaa tästä kutsusta ja mahdollisuudesta kertoa siitä, mitä on pelissä näissä hyvin poikkeuksellisissa vaikeissa neuvotteluissa, jotka ovat alkamassa. Suoraan sanottuna tämä on ensimmäinen kerta, kun minä marraskuun jälkeen käsittelen tätä asiaa julkisuudessa. Näin on. Ja haluaisin tässä yhteydessä ilmaista solidaarisuuteni nythän juuri tällä hetkellä saimme tiedon vakavista tapauksista Lontoossa, Lontoon alahuoneen edessä. Siellä on uhreja. En tunne vielä tämän tapahtuman tarkkaa luonnetta, mutta joka tapauksessa tällä hetkellä, koska joka tapauksessa käsittelemme tätä kysymystä, haluaisin ilmaista jo solidaarisuuteni brittiviranomaisille ja brittikansalaisille. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, 44 vuoden ajan Euroopan unioni ja yhdistynyt kuningaskunta jakoivat yhteisen hankkeen. 44 vuoden ajan me olemme rakentaneet yhdessä yhtenäismarkkinoita, olemme poistaneet esteitä tieltämme, olemme hyväksyneet yhteisiä sääntöjä, olemme tukeneet ihmisten, hyödykkeiden ja palveluiden vapaata liikkuvuutta. Olemme yhdessä luoneet eurooppalaisen kansalaisuuden, joka liittyy kansalliseen kansalaisuuteen. Olemme vahvistaneet oikeusvaltioperiaatteita, rauhaa ja demokratiaa. Ne ovat meidän eurooppalaisen identiteettimme ydintä. Me olemme yhdessä tukeneet Euroopan yhdentymistä Berliinin muurin murtumisen jälkeen ja yhdistynyt kuningaskunta oli tuolloin kunnianhimoinen. Se halusi avata rajansa markkinoille ja työntekijöille, muiden jäsenmaiden kansalaisille ja me yhdessä sitoudumme siihen, että me kohesiopolitiikkaa rahoitamme pitkällä aikavälillä – alueiden komitea on ymmärrettävästi sitoutunut siihen. Tarkoituksena on mantereemme historiallista ja taloudellista jakautumista vähentää. Tämä projekti tulee jatkumaan, mutta tästä lähtien näin tapahtuu ilman yhdistynyttä kuningaskuntaa, koska sellainen on sen tahto. Suurin osa brittikansalaisista halusi erota Euroopan unionista ja tämä tahto on johtanut nykyiseen poikkeukselliseen tilanteeseen. Me tiedämme, että yhdistynyt kuningaskunta tulee virallisesti ilmoittamaan ero aikeestaan 29. maaliskuuta, eli muutaman päivän päästä, ja tämä ilmoitus tulee virallisesti käynnistämään neuvottelukauden, joka tulee kestämään 24 kuukautta, eli kaksi vuotta. 27 hallitusten ja valtioiden päämiestä, kuten myöskin puheenjohtajat Tansk ja Juncker tekevät töitä muutaman viikon ajan niiden suuntaviivojen parissa, joita minä tulen tarvitsemaan näissä neuvotteluissa. Ja luonnollisesti olen käymässä neuvotteluja Eurooppa-neuvoston antaman neuvotteluvaltuutuksen mukaan ja Euroopan parlamentin toiveiden mukaan. Tehän olette parlamentin vieraina tänään. Brexitillä tulee olemaan hyvin paljon vaikutuksia, inhimillisiä sellaisia, taloudellisia, finanssipolitiikkaan vaikuttavia, oikeudellisia, poliittisia, sosiaalisia. Meidän täytyy hyvin ymmärtää, että tilanne, jossa sopimusta ei saada aikaan, aiheuttaisi vielä vakavampia seuraamuksia yli neljä miljoonaa brittikansalaista mm, Euroopan unionissa ja Euroopan unionin kansalaiset Britannissa olisivat tilanteessa, jossa heidän tulevaisuutensa olisi täysin tuntematon myöskin eh, jakelu Britanniaan ja jarruttavien tullien käyttöönotto aiheuttaisi hyvin vakavia häiriöitä ja jonojen syntymistä ja Samoin tapahtuisi ilmaliikenteen osalta ja myöskin kaikkien Eurotomin liittyvien töiden osalta heti, jos Britannia olisi Euratomin ulkopuolella. Luonnollisesti Euroopan unioniin tämä iskisi vahvasti, ellei sopimusta siis saada aikaan. Haluaisin muistuttaa, että Kaksi kolmasosaa sopimuksista on sellaisia, että niitä suojelevat sisämarkkinat ja nämä vapaakauppasopimukset, joita Euroopan unioni on tehnyt yli 60 maan kanssa. Mutta myöskin meidän Euroopan unionimme kärsisi tilanteesta, vaikka me joka tapauksessa jatkaisimme 27 eh, maan kesken vapaakauppasopimusten toteuttamista ja nauttisimme yhä sisämarkkinoissa. Tämä tilanne, jossa sopimusta ei saada aikaan, tämä no deal tilanne ei ole meidän valintamme. Me haluamme sopimuksen saada aikaan, me haluamme onnistua. Me haluamme onnistua emme voittaaksemme britit, vaan haluamme onnistua heidän kanssaan. Tästä syystä 27 jäsenmaan ja koko tiimini nimissä haluaisin sanoa, että me haluamme päästä sopimukseen koskien järjestelmällistä yhdistyneen kuningaskunnan eroa ja me haluamme luoda tietä sellaiselle uudelle komponoidulle, jonka voimme luoda Britannian kanssa. Ja koska minulla nyt on mahdollisuus näin tehdä, haluaisin tänään puhua niistä ehdoista, jotka ovat tarpeen, jotta tässä onnistuisimme. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, ensimmäinen ehto tässä on yhtenäisyys, 27 jäsenmaan yhtenäisyys. Se kulkee käsi kädessä julkisen keskustelun kanssa ensimmäinen lokakuuta tartuin tähän tehtävään. Olen 27 jäsenmaan hallitusten edustajat tavanneet viime viikkoina. Olen aloittanut toisen eh, pääkaupunkikierroksen, että voisin hallitusten edustajia uudelleen tavata, kuten myöskin kansallisten parlamenttien, ammattiliittojen eh, ja ammattijärjestöjen edustajia. Tämän kauden aikana ja koko neuvotteluiden alan ajan Tulen luonnollisesti tekemään läheistä yhteistyötä Eurooppa-neuvoston kanssa ja sen puheenjohtajan Donald Tuskin kanssa, eh, neuvoston kanssa, Euroopan parlamentin ja sen puhemiehen Antonio Tajanin kanssa ja kaikkien muiden elimien ja toimielinten kanssa, eh, joita Euroopan unionissa on. Tästä syystä hyvä puheenjohtaja Markkuna, hyvät naisten herrat, eh, olen erittäin iloinen ollessani nyt tänään puhumassa teille alueiden komiteassa – niin usein olen tehnyt kanssanne töitä aikaisempina kausina, kun olin komission jäsen aluekehityspolitiikasta vastuussa. Tämä johtuu siitä, että te olette alueiden, kaupunkien, maaseutualueen ääni näiden alueiden kaikessa monimuotoisuudessa. Yhtenäisyys ei tarkoita samankaltaisuutta. Yhtenäisyys on ensimmäinen ehto, jotta pääsemme neuvotteluissa sopimukseen luonnollisesti. Tämä on meidän intressiemme mukaista, mutta myöskin yhdistyneen kuningaskunnan intressien mukaista. Tämän haluan sanoa brittikumppaneillemme. Tiedän, että heitä on täällä salissakin. Loppujen lopuksi nimittäin me molemmat tarvitsemme Todellakin molemmat tarvitsemme yhtenäistä Eurooppaa, jotta saisimme sopimuksen aikaan. Lisäisin tähän vielä erään asian, jos sallitte. Tämä yhtenäisyys tulee olemaan vielä vahvempaa, kun se rakentuu avoimuudelle ja julkiselle keskustelulle. Jälleen kerran alueiden komitea tulee aktiivisesti osallistumaan tähän julkiseen keskusteluun. Näitä neuvotteluja ei voida käydä salassa – me tulemme neuvottelemaan avoimella, läpinäkyvällä tavalla. Me tulemme kertomaan kaikille sen, mitä olemme tekemässä. Ja näiden neuvotteluiden aikana meidän täytyy myöskin selittää, mitä Euroopan unionista eroaminen tarkoittaa eh, eroavalle maalle, mutta myöskin muille jäsenmaille. Hyvät naiset ja herrat, meidän täytyy kertoa totuus ja me tulemme totuuden kertomaan, kertoa totuus kansalaisille siitä, mitä Brexit tarkoittaa. Toinen ehto sopimuksen pääsemisessä on se, että me poistamme sen epävarmuuden, jonka yhdistyneen kuningaskunnan eropäätös on aiheuttanut. Tämä epävarmuus koskee 4,5 miljoonaa kansalaista puolalaisia opiskelijoita, jotka opiskelevat brittiyliopistoissa samoin ehdoin kuin brittiopiskelijat. Brittiläisiä eläkeläisiä, jotka asuvat Espanjassa ja jotka hyötyvät terveydenhuoltopalveluista aivan samoin ehdoin kuin espanjalaiset eläkeläiset. Niitä romanialaisia lääkäreitä ja sairaanhoitajia, jotka osallistuvat yhdistyneen kuningaskunnan terveydenhuoltojärjestelmän laadukkaaseen toimintaan, tai sitten Italiassa ja Saksassa toimivia insinöörejä, jotka ovat päättäneet lähteä Britannian töihin, tai niitä tuhansia brittejä, jotka ovat päättäneet tehdä töitä Britannian sijaan Berliinissä tai Viinissä. Me ymmärrämme näiden ihmisten huolen ja meidän täytyy toimia tehokkaasti. Meidän täytyy taata kansalaisten oikeudet Euroopan unionin kansalaisina. Pitkällä aikavälillä tämä on meidän ehdoton prioriteettimme aivan neuvotteluista alusta lähtien. Meidän mottomme on kansalaiset ensin ja siksi komissiokollegoiden päätös tänä aamuna ottaa vastaan kaksi kansalaisaloitetta on hyvä. Neuvottelut ovat hyvin monimutkaiset. Niihin liittyy oleskelulupakysymyksiä, työmarkkinoille pääsyyn liittyviä kysymyksiä, eläkeoikeus, sosiaaliturvakysymyksiä ja koulutukseen pääsyyn liittyviä kysymyksiä. Me teemme töitä niin ettei missään näissä asioissa yksikään yksityiskohta jää käsittelemättä. Ja me teemme töitä jo kaikkien jäsenmaiden kanssa tässä asiassa. Tämä tulee viemään useita kuukausia aikaa varmaankin, mutta meidän täytyy tehdä tosissamme oikeudellista työtä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tässä asiassa. Me voimme kuitenkin päästä sopimukseen jatkuvuuden vastavuoroisuuden periaatteista, kuten myöskin syrjimättömyyden periaatteista mahdollisimman nopeasti, niin että kansalaiset eivät joudu jäämään epävarmaan tilanteeseen. Hyvät naista herrat, alue- ja paikallishallinnon viranomaisten epävarmuus ja kaikkien niiden ohjelmien jatkuvuuden epävarmuus rahoittaa Euroopan unionin talousarviosta. Missä tästä yhteydessä puhutaan? Euroopan sosiaalirahaston ähm, tuen nauttijoista yli noin 19 miljardia euroa, joilla autetaan niitä ihmisiä, jotka ovat kaikkein suurimmissa vaikeuksissa löytää töitä. Euroopan aluekehitysrahaston ähm, tuen saajat, tehän kaikki tunnette tämän hyvin, noin 200 miljardista eurosta on kyse, joilla tuetaan alueita ja kaupunkeja, jotka ovat syrjäisiä, mukaan lukien kaikkein syrjisimmät alueet. Junckerin investointisuunnitelman edunsaajat noin 315 miljardia investointeja, joiden avulla esimerkiksi vastustamme ilmastonmuutosta tai rahoitamme tuulivoimaloita Belgiassa ja myöskin korkeatasoisia rakenne- ja terveydenhuoltojärjestelmiä Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Horisontti 2020 tutkimusohjelma, joka tekee mahdolliseksi suunnata innovaatioon noin 80 miljardia euroa. Näin voimme vasta oman aikakautemme suuriin haasteisiin. Hyvät naiset ja herrat, hyvä puheenjohtaja, kaikki nämä ohjelmat ovat sellaisia, että olemme ne hyväksyneet yhdessä, 28 jäsenmaata, yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Me rahoitamme näitä ohjelmia 28 jäsenmaan kesken ja me hyödymme niistä. Kaikki 28. Jokainen maa joutuu kunnioittamaan sitoumuksiaan kaikkien muiden edessä. Haluan nyt puhua suoraan, kun maa eroaa Euroopan unionista, mitään rangaistusta ei anneta, ei ole mitään eromaksua, jonka joutuu maksamaan, mutta meidän täytyy selvittää tilit, ei enempää eikä vähempää. Me emme pyydä brittejä maksamaan yhtään euroa sellaista, mihin ne eivät ole suostuneet jäseninä. Ja samalla tavoin 27 maata tulevat myöskin yhdistynyttä kuningaskuntaa koskevia sitoumuksia kunnioittamaan, kuten myöskin sen kansalaisia, yrityksiä ja alueita. Tämä on vastavuoroisen vastuullinen tapa toimia. Ja hyvä puheenjohtaja, jos sallitte tässä yhteydessä, haluaisin nöyrästi lainata yhtä kaikkein suurempia Euroopan historian henkilöitä Winston Churchillia – Suuruuden hinta on vastuu. Suuruuden hinta on vastuu. Tämä on totta Britannian kohdalla ja myöskin meidän kohdallamme. Epävarmuus, jonka britti eropäätös luonnollisesti koskee Euroopan unionin uusia rajoja. Tässä erityisesti ajattelen Irlantia. Minä olen ollut komission jäsen rauhan ohjelman johdossa. Ymmärrän, mikä on Euroopan unionin rooli vuoropuhelussa Pohjois-Irlannissa ja pitkäperjantai rauhansopimuksen tut- tukemisissa. Tässähän ö, äh, olemme yhtenä takaajana ja siksi minä tulen kiinnittämään huomiota näihin neuvotteluihin ja myöskin Yhdistyneen kuningaskunnan päätökseen poistua tulliliitosta ja sen vaikutuksiin ja kaikkiin niihin seikkoihin, jotka saattavat äh, vuoropuhelua ja rauhaa uhata. Hyvä puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat, äh, meillä on kolmaskin ehto, jotta voimme onnistua. Meidän täytyy tehdä asiat oikeassa järjestyksessä ja asettaa ne mittasuhteisiinsa. Tässä tarkoituksena on luoda Euroopan unionin ja yhdistyneen kuningaskunnan uusi suhde vakaalle pohjalle, joka perustuu vastavuoroiselle kunnioitukselle. Tämä vaatii sitä, että selvitämme kaikki asiat, että löydämme ensin perusperiaatteista yhteisymmärryksen järjestelmällisen eron suhteen ja sen jälkeen meidän tulee neuvotella tulevasta suhteestamme. Mitä nopeammin pääsemme yksi ymmärrykseen näistä perusperiaatteista, sitä nopeammin me voimme tulevaa suhdettamme alkaa suunnitella päinvastoin puolestaan. Ellemme näitä epävarmuustekijöitä onnistu hälventämään, jos me lykkäämme vaikeat kysymykset loppuun tai myöhemmälle ajankohdalle, me joudumme vaaraan epäonnistua. Ja tässä todellakin punnitsen sanani. Tietenkin meillä tulee olemaan vaikeita hetkiä, mutta hyvät naiset ja herrat, minä olen aina julkisen urani aikana, mukaan lukien silloinkin, kun minä olin erään ähm, Otsavuan aluehallintoelimen jäsen, siis omassa maassani, olen aina havainnut, että esteet ovat helpompia ylittää, kun meillä on oikea näkökulma niihin ja kun me asetamme ongelmat oikeisiin mittosuhteisiin. Tämä minä haluan tehdä näissä neuvotteluissa ja mahdollisimman nopeasti. Mikä sitten näkökulmamme on? Se on se, että pyrimme saamaan aikaan uuden kumppanuuden yhdistyneen kuningaskunnan ja Euroopan unionin välillä. Hyvin kauan aikaa Aivan ensimmäisestä vuonna 1972 21-vuotiaana antamastani äänestä lähtien tuolloinhan meillä oli ranskalaisia edustajia. Ehkä muistattekin tämän. Meillä oli kansanäänestys tuolloin siis. Ja tuolloin olin vakuuttunut jo siitä, että me olemme hyvin vakaasti yhteyksissä yhdistyneeseen kuningaskuntaan arvojemme ja kumppanuutemme kautta. Tietenkin on aivan liian aikaista nyt neuvotella tästä uudesta kumppanuudesta, mutta voimme silti käsitellä sitä. Tämä kumppanuus tulee sisältämään vapaa-kauppasopimuksen, josta me tulemme neuvottelemaan oikealla hetkellä yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Tämä vapaa kauppasopimus ei ole minkään olemassa olevan sopimuksen kaltainen, nykyisen sopimuksen kaltainen. Meidän täytyy valmistautua tähän tilanteeseen. Yhdistynyt kuningaskunta on päättänyt poistua sisämarkkinoilta ja tulliliitosta, ja niinpä kahden vuoden kuluttua se tulee olemaan kolmas maa. Kahden vuoden kuluttua se tulee olemaan kolmas maa. Tämän päätöksen tehdessään yhdistynyt kuningaskunta mekaanisesti joutuu tilanteeseen, joka suosii sitä vähemmän kuin muita Euroopan unionin jäseniä, eikä sillä ole mitään mahdollisuutta poimia rusinoita pullasta. Hyvät näistä herrat, ei ole olemassa ennakkotapausta Euroopan unionin vastaavasta vapaakauppasopimuksesta, sillä tähän asti kaikki sopimukset yli 60 maan kolmannen maan kanssa, esimerkiksi Etelä-Korean tai hiljattain Kanadan kanssa, kaikki nämä sopimukset on tehty säätelyllisen lähennyttämisen kontekstissa Brexit luo erilaisen esimerkin, sillä nyt meidän standardimme, meidän sääntömme ovat täysin integroidut 27 jäsenmaan ja yhdistyneen kuningaskunnan välillä. Eli nyt meidän ei tule säätelyllistä lähentymistä rakentaa, vaan meidän täytyy vastustaa riskiä siitä, että säätelyllisesti ajaudumme kauemmas toisistamme. Tämä saattaisi vahingoittaa sisämarkkinoita. Meidän täytyy olla varovaisia, me tulemme olemaan varovaisia, ettei tämä säätelyllinen hajautuminen johda jonkinlaiseen säätelypolkumyyntiin. Vaikuttaa siltä, että hallitukset ymmärtävät tämän parlamentti myöskin minä neuvottelijana ja kansalliset parlamentit ja kans- kansalaisyhteiskunta. Tässä yhteydessä ajattelen myöskin alueellisia ja paikallisia edustajia. Hyvä näistä herrat, äh, jos toimisimme toisin, nämä neuvottelut joisivat tilanteita, joita on vaikea ymmärtää, ja jopa vastustusta vapaakaupalle itselleen. Haluaisin muistuttaa siitä, että tämä sopimus on todennäköisesti sekamuotoinen, ja se tulee ratifioida kaikissa jäsenmaissa ja kaikissa 27 kansallisessa parlamentissa. Tästä syystä meidän täytyy ottaa huomioon tämä säätelyllinen polkumyyntiriski, joka on olemassa. Siksi meidän täytyy taata reilun toiminnan periaatteet ja reilut toimintaolosuhteet. Se tulee olemaan ensiarvoisen tärkeä. Hyvä puheenjohtaja, olemme samaa mieltä Teresa Mayn kanssa, kun hän hiljattaisessa puheessaan sanoi seuraavaa. Hän haluaa kunnianhimoisen rohkean vapaakauppasopimuksen. Kyllä. Me voimme olla yhdessä kunnianhimoisia, mutta meille, ja sanon tämän nyt selvästi, tämä kunnianhimo on myös sitä, että sosiaaliset standardit säilyvät, fiskaaliset, ympäristölliset standardit, kuten myöskin kuluttajien suojelun taso. Näistä Euroopan kansalaiset aivan oikein haluavat pitää kiinni. Minä viittasin äh, arvoyhteisöön ylistyneen kuningaskunnan kanssa. Sehän menee paljon pidemmälle kuin pelkkä vapaakauppa. Ja tämä koskettaa myöskin meidän tutkimus- ja innovaatioaluettamme. Tämä koskettaa yliopistojamme, laboratorioitamme, vaikka säätelyllinen puitteisto nykyisessä yhteistyössämme tulee luonnollisesti muuttumaan tulevaisuudessa. Kunnianhimo on jotakin, mikä meillä on ilmastonmuutoksen vastustamisen alalla. Me voimme onnistua yhdessä, jos noudatamme Pariisin kokouksessa tekemiämme yhteisiä sitoumuksia. Kansainvälinen yhteistyö kehityksen alalla, erityisesti suuren naapurimantereen, nimittäin Afrikan kohdalla – on tärkeää. Me olemme myöskin hyvin kunnianhimoisia ulkoisen ja sisäisen turvallisuuden alalla. Tarkoitus on vastustaa terroristien toimintaa, eh, harjoittaa tiedustelua ja vastustaa myöskin kyberhyökkäyksiä. Sanon tämän ajatellen ehkäpä nyt jo Lontoon iskun uhreja, mutta ajattelen tässä yhteydessä tunteella 20 toinen Brysselis päivä maaliskuuta viime vuonna tapahtuneen Brysselin terrori-iskun uhreja ja muualla maailmassa tapahtuneen terroriskujen uhreja. Me olemme myöskin puolustuksen alalla kunnianhimoisia tässä asiassa. Yhdistynyt kuningaskunta on aina ollut hyvin aktiivinen monien muiden NATO-maiden kanssa ja tämä tulee jatkumaan, mutta meillä on myöskin monia aloitteita eurooppalaisia operatiivisia aloitteita, jotka liittyvät yhteisen turvallisuus- ja puolustuspolitiikkaan. Tässä yhteydessä 27 jäsenmaata tulee harjoittamaan oman puolustuksensa alalla aloitteita, jotka mm, korkeudustaja Mogherini ehdotuksiin pohjaavat. Meidän täytyy taata mahdollisuus kahdenväliselle yhteistyölle, kun se on tarpeen, yhdistyneen kuningaskunnan kanssa. Luonnollisesti, hyvät näistä herrat, turvallisuus on jotakin, mistä emme voi ryhtyä tinkimään. Siksi neuvotteluissa turvallisuus ei voi olla asia, joka asetetaan samaan vaakaan kaupan tai taloudellisten intressien kanssa. Kun olemme päässeet yksimielisyyteen tämän uuden kumppanuuden luonteesta, voimme tarpeelliset siirtymävaihtoimet määritellä. Tiedämme, että tämä kumppanuus tulee vaatimaan aikaa toteutuakseen vapaa kauppasopimusta ja muun tyyppistä yhteistyötä. Meillä täytyy olla siirtymävaihe, mutta joka tapauksessa tämä siirtymä on jotakin, mitä me tulemme hallinnoimaan. Joka tapauksessa nämä järjestelyt ovat rajallisia ajallisesti rajallisia ja me ei missään tapauksessa halua mitään a vaihtoehtoa luoda. Hyvät naiset ja herrat sanoivat, että tässä ainut mahdollisuus on onnistua näissä hyvin vaikeissa neuvotteluissa. Me olemme tiukkoja, me olemme ystävällisiä, me emme koskaan ole naiveja. Puhuin aivan suoraan, hyvä puheenjohtaja, tänään, että kaikki ymmärtäisivät, mitkä ovat ne olosuhteet, joissa voimme onnistua. Meidän tehdä yhteistyötä 27 kesken avoimesti ja käydä keskustelua julkisesti. Mahdollisimman nopeasti meidän täytyy hälventää brittien eropäätöksen aiheuttama epäselvyys. Puhun tässä kansalaisista. Meidän täytyy palvella kansalaisten etuja. Ja tämän lisäksi meidän täytyy saada asiat järjestykseen ja oikeisiin mittosuhteisiin. Näin me voimme vakaalta pohjalta ryhtyä keskustelemaan tulevasta suhteestamme yhdistyneeseen kuningaskuntaan, kun puhun nyt 27 maan tulevaisuudesta. Meidän yhteinen tulevaisuutemme vaatii sitä, että me korostamme haasteita ja sitä, mikä on pelissä. Uusi työlistamme ei ole pelkkää Brexittiä, se on paljon laajempi. Prioriteettimme on Euroopan unionin uudistaminen, jotta voimme vastata yhteisiin haasteisiin. Euroopan komission puheenjohtaja Jean-Claude Juncker avasi tämän keskustelun julkaisemalla hiljattain valkean kirjan Euroopan unionin tulevaisuudesta. Valtionpäämiehet ovat pian kokoontumat Roomaan juhlistamaan Rooman sopimuksen perussopimuksemme 60-vuotisjuhlapäivää. Hyvät näistä herrat, Brexitistä, kriisistä ja vaikeuksista huolimatta tämä Rooman sopimuksen juhlapäivä ei saa olla jokin nostalginen tai defensiivinen hetki. Sen täytyy olla meille 27 jäsenmaalle uusi lähtölaukaus unionille ja toiminnallemme. Kiitoksia. Um, thank you, thank you. Kiitoksia paljon. Loistavaa. Nyt kun tarkastellaan aikataulua, täällä on jo 14 puheenvuoropyyntöä jo jäsenten puolelta, joten minun täytyy olla hyvinkin tiukka nyt ajankäytön suhteen, joten yrittäkää esittää lyhyempiä puheenvuoroja kuin mitä alun perin piti. Yritetään kuunnella kuitenkin kaikki puheenvuorot ja sitten kuullaan vielä komission jäseneltä vastauksia. Ensimmäisenä kolme minuuttia puhuu Michael Murphy kansan puolesta. kaapa hyvä. Behalf of the EPP Group. EPP-ryhmän puolesta haluaisin kiittää teitä, herra Barnier, että tulitte tänne. Toivottavasti päivän keskustelu on osa jatkuvaa vuoropuhelua. Eurooppalaisena olen pahoittelen kovasti yhdistyneen kuningaskunnan päätöstä jättää EUn Kuitenkin pitkän spekulointikannan jälkeen olemme astumassa kaudelle, jossa täytyy löytää vastauksia Brexitin haasteisiin EUlle ja yhdistyneelle kuningaskunnalle. Monet Brexitin mahdollisista vaikutuksista tuntuvat nopeasti ja suoraan paikallisella ja alueellisella tasolla. Tulen Irlannin alueelta, jossa merkittävä maatalous- ja ruokasektori ihmiset pelkäävät ää, elantonsa puolesta ja tulevaisuutta ruokasektori Irlannissa on erityisesti Brexit-sopimuksen vaikutuksella altis sellaisten vaikutusten, jotka rajoittavat kauppaa. Tällä sektorilla Irlantin vienti yhdistyseen kuningaskunta on viisi kertaa yli EUn keskiarvon. Herra Barnier, pidän tervetulleena sitä, mitä sanoa, että, että mikään jäsenmaa ei saa jäädä huonompaan asemaan kuin yhdistyskuningaskunta. Toki tässä yhteydessä sen, että alueiden tai sektoreiden valtionapusääntöjä sen, kuten mm, ruoan- ja maatalousektorin tilanne, jos vaikutukset on erittäin huono. Tiedän, että sinä ja tiimisi ovat hyvin perillä pois raja raja, rajatilanteesta ja olette sitoutuneet löytämään ratkaisuja. Pohjois-Irlanti on osa yhdistynyttä kuningaskuntaa. Se on 1,8 miljoonaa ihmistä. jolla on oikeus Irlannin ja EU-kansalaisuuteen. Irlannin saaren ainutlaatuinen tilanne osoittaa, että, että huono sopimus, joka kääntää kello 20 vuotta takaisin taaksepäin, ja vaikuttaa kansalaisia molemmissa maissa. Nämä on minkälaisia näkemyksiä teillä on kovan rajan välttämisestä Irlannissa? Miten selvitetään se edistys, joka on tätä on tapahtunut Etelä- ja pohjois suhteissa. Vaikka e- nyt sen puolesta, että kovaa rajaa ei enää tule. Yhdeksät neuvottelut varmasti pysyvät EUn esityslistalla ykkösenä monta vuotta tulevaisuudessa. On kuitenkin myös tärkeää, että taataan, että 27 jäsenmaata tarjoavat myönteisen näyn EU-sta kansalaisille, että keskitymme prioriteetteihin, kuten työpaikat ja kasvu, ja maahanmuutto ja turvallisuus. Odotan neuvotteluita ja muista sanontaa, että pessimisti näkee vaikeuksia kanssa mahdollisuudessa. Me EPPssä olemme optimisteja, me annamme mahdollisuuksia kaikissa vaikeuksissa. Exactly three minutes. Kiitoksia. Tismalleen kolme minuuttia sitten Markus Taunus, PS-ryhmän edustaja Saksasta. En tiedä, onnistuuko tämä kolmessa minuutissa, mutta yritän kuitenkin. Ensinnäkin haluaisin muistaa Lontoon terroriskun uhkeja, uhreja. Ja kun tänään muistettiin Brysselin iskun viimevuotisen uhreja, tämä kannattaa muistaa myöskin Lontoon uhreja. Herra Barnier, onko kyse pehmeistä tosiasta vai tiukoista, niin joka tapauksessa näistä tulee kaikkein vaikeimmat neuvottelut, joita Euroopassa koskaan on käyty. Ja sanan valinnat aiheuttavat minulle suurta huolta, koska tästä tulee sellainen mielikuva, että kyse on pelkästään shekkien allekirjoittamisesta ja kaupallisista intresseistä. Minun nähdäkseen pitäisi puhua myöskin arvoista ja ihmisistä, ihmisten välistä suhteista. Jäsenvaltiossa asuu ihmisiä, jotka elävät rinta rinnan. Ja suuri joukko ihmisiä luottaa Eurooppaan ja luottaisi mielin tulevaisuutensa suhteen. Ja nämä voivat nauttia vapaasta liikkuvuudesta. Joko, joko he ovat EUn kansalaisia iso britanniassa tai brittikansalaisia EUn jäsenvaltioissa. Näiden ihmisten oikeudet, heidän perheidensä oikeudet täytyy ottaa huomioon ja tarvitsevat selkeyttä sen osalta, miten jatkossa heille tapahtuu. Minä olisin kuullut teiltä ajatuksen kansalaiset ensin. Tämä olisi ollut erittäin tärkeä lausuma. Näillä ihmisillä Nämä ihmiset ovat myös kantaneet oman leimansa niille alueille, joille he asuvat. lainakin Irlanti ja Pohjois-Irlanti tästä ovat kysymisen ja myöskin Kaleen seutu ja kaukaisemmatkin seudut. Kaikilla näillä alueilla tällä hetkellä on vapaa pääsy iso britannian Norrain Festivalin osavaltiossa. Ei ilman brittejä olisi se tilanne, mikä nyt tänä päivänä on. He ovat mukaan rakentamassa osavaltiota. Niin tärkeä ja ratkaiseva nähdäkseni on se, että tätä taustaa vasten – kun tarkastellaan Brexit-neuvotteluita ja että Brexit-neuvotteluita verrattaisiin jotenkin SETA-neuvotteluihin. Kyllä Brexit-neuvottelut ovat paljon monimutkaisemmat kuin SETA-neuvottelut. Nythän ollaan erittäin monimutkaisessa, monimutkaisen vyhdin parissa. Nyt täytyy paljon vahvemmin ottaa huomioon meidän arvomme ja niiden kunnioittaminen. Vetosi myöskin sen puolesta, että tulevaisuudessa alueella paikallistason näkemys otetaan huomioon Brexit-neuvotteluissa. Älkää sulkaa, turhaan sulkeko ovia. Pitäkäämme kiinni siitä ajatuksesta Brexitin jälkeenkin. Ne ihmiset, jotka eivät ole EUn kansalaisia, me, meidän kuitenkin voi olla tiukat tai suhteet näihin ihmisiin ja kansoihin. Se kohta kuusi meidän päätöslauselmassamme on asia, jonka haluaisin ottaa esiin. Voitteko te vahvistaa? Ja tämä asia todellakin huolestuttaa minua. Eihän artikla 50 kiellä sitä, että jäsenvaltio voi vetää takaisin aikomuksensa erota maasta, Euroopan unionista ilman, että se rikkoo perussopimusta. Nythän on tämä aikaraja, tämä aikakausi alkamassa, tämä kahden vuoden aikaraja. Onko mahdollista, että siitä voi vielä vetäytyä? Tämän osin tietää. Bart Somers. Edustaja Bart Somers, Alden edustaja, Belgiasta kaksi minuuttia. Herra Barnier, Brexit on poliittinen, moraalinen ja inhimillinen tappio. Meidän täytyy varmistaa, että siitä ei tule myöskin taloudellinen tappio. Olen erittäin iloisia siitä, että te puhutte erittäin selkein sanakääntein ja annat jonkinlaiset puitteet keskusteluille. Ja per, tärkeät periaatteet äh, ovat asioita, joista pitää kiinni, niistä ei pidä lipsua. Brexit-sopimus ei voi olla sen parempi kuin Euroopan unionin jäsenyys. Se ei saa olla parempi vaihtoehto. Neljää perusvapautta ei saa vesittää. Niistä täytyy pitää kiinni. Myös kolme kysymystä, kolme huolenaihetta. Ensinnäkin EUn kansalaiset ja heidän asemansa, juuri kuningaskunnan kansalaiset, jotka haluavat pysyä Euroopan unionin sisällä. Kuinka voimme toimia niitä kestään luovia ratkaisuja ihmisten aseman varmistamiseksi? ovat huolissaan ja nyt katsotaan meidän suuntaamme. Niin meidän täytyy suojella heitä. Voimmeko tehdä jotakin heidän hyväkseen? Toinen asia, se vaikutus, jota koituu alueellisista eroista. Kuinka suhtaudumme tähän? Joitakin, joidenkin sään, jotkut, johonkin alueisiin tämä vaikuttaa enemmän kuin muihin. Pohjois-Irlannissa kyse on taloudellisista kysymyksistä ja seuraamuksista, mutta myöskin turvallisuuskysymyksistä, mitä voimme tehdä pois irlannin suhteen. Ja kolmas budjetti. Kuinka voimme varmistaa, että Oh, nyt menevän oleva talousarvio pysyy ennallaan ja kuinka voidaan varmistaa, että tulevaisuudessa voidaan varautua Brexitin vaikutuksiin, kuinka alueelle ja muille voidaan taata tulevaisuus tässä suhteessa. Ja sitten alueiden komitea, meidän oma elimemme, on tärkeää pitää yllä alueen paikallistasolla edelleenkin Irlantiin, Skotlantiin, Lontooseen ja koko yhdistyneeseen kuningaskuntaan ja katsoa, kuinka he yhdessä meidän kanssamme voivat edelleenkin jatkaa yhteistyötä. Ja uskon, että nyt tulee mieleen Star Trek nuoruusvuosilta. Olemme menossa kohti maailmaa, jossa kukaan ei koskaan ole käynyt. Ja toivotan teille onnea menestystä tälle matkalle. Is Tony Buchanan. Se olisi siis Tony Buchanan. Euroopan allianssista tähän tulee Skotlannista Yhdysvaltain kansakunnasta kaksi minuuttia. Puhemies Arbarnier, EU-ryhmän puolesta seison tällä ylpeänä eurooppalaisena ylpeänä skottina ja toivon, että voisimme antaa painoksemme eurooppalaiselle keskustelulle täysjäsenenä monen asioita, hyviä asioita siitä, että jäsenvaltiot työskentelevät lähes, lähes yhdessä. Ei on ollut hyvä kansalaisille palkallishallinnolle. Sanotaan mahdollisuuksia ihmisille työskennellä, opiskella EU-jäsenvaltioissa. Se on ollut valtavan hyödyllistä skotteille kautta EUn mahdollisuudet yrityksille, mahdollisuudet osallistua tällaisiin keskusteluihin jäsenenä. Nämä ovat poikkeuksellisia aikoja kollega, kuten kaikki tiedetään. Skotlanti äänesti ylivoimaisesti sen puolesta, että jäätäisiin 62 puolta puolesta, kaikki paikallisviranomaisten puolesta oma kuntani 64 prosentilla jäämisen puolesta. Skotlannin paikallisviranomaisten järjestö Kosla kannattaa tätä ja toivon, että kaikki Skotlannin paikallisviranomaiset jatkavat yhteistyötä eurooppalaisten kollegojen kanssa – No, olemme nyt kallion reunalla artikla 50 myötä 80 000 työpaikkaa on uhattuna Skotlannissa kovan proksin kautta. Aloitan komitean ääni on olennaista, että, nä- että nähdään Brexitin molemmat puolet, erityisesti paikallispuolella. Kuten todettu, Tämä vaikuttaa kansalaisten oikeuksien, kansalaisten liikkuvuuteen, maatalouteen, kalastukseen, ympäristöpolitiikkaan mukaan lukien COP21 eläkeisiin, terveydenhuoltoon mainitakseni vain muutaman. Skotlanti on eurooppalainen, tarvitsemme Euroopan tukea, kun me kohtaamme väestöllisiä haasteita puheenjohtajan kehittämässä. Harjoitamme jatkuvaa vuoropuhelua. Next is, uh... Kiitos. Seuraavana Judith Wallis. ECR-ryhmästä yhdistyntä kuningaskunnasta, olkaa hyvä. ECR-ryhmän e nimissä haluaisin toivottaa herra Barnierin alueiden komitean täysistuntoon. Yhdistön kuningaskunnan lähtö EU-sta tulee vaikuttamaan alueen paikallistasolla Hienoa, että olette kiinnostuneet myöskin paikallishallinnon näkemyksistä. Olisin vedota teihin neuvottelun yhteydessä sen puolesta, että voisitte käyttää alueen paikallishallintoa hyväkseen 28 jäsenvaltiossa, jotta voitte käyttää tätä tietämystä hyväksi neuvotteluprosessissa niin, että saadaan aikaan sopimus, joka on hyödyksi kaikille. Unionin jäsenyys ei ole peliä Kyse on taloudellisista ja poliittisista intresseistä, jotka ovat kytköksissä keskenään. Kenenkään puolueen etujen mukaista ei ole se, että tässä on mitään häviäjiä tässä sopimuksessa. Olemme käyneet vuoropuhelua eri osapuolten ja seosryhmien kanssa kansanäänestystuloksen ilmettyä. Ja tarvitsemme tarkasti niitä vaikutuksia, joita Yhdysvallan lähestystä tulee olemaan. Kaikki katsovat, että on tarpeesta pitää yhteyksiä edelleenkin maan ja muiden jäsenvaltioiden välillä. Yhteisiä haasteita tulee olemaan sekä alue- paikallistasolla sekä EUn ja Yhdistyneen kuningaskunnan välillä haasteet ovat yhteisiä. Kun tarkastellaan Euroopan tulevaisuutta, ottaa huomioon, että koko Euroopan tulevaisuus tulee riippumaan myöskin sen kyvystä tehdä yhteistyötä niiden mantereen osien kanssa, jotka eivät ole osa EUta. Ei meidän tarvitse laita lakeja säätää yhdessä ilman, että mikäli olemme yhdessä voida elää ja voida hyvin. Jätteenhuolto, katastrofien sietokyky, energiakysymykset ja terveysalainen taistelu, näitä kaikkia taisteluita voidaan käydä yhdessä, varsinkin kun muistamme viimevuotisia Belgian tapahtumia ja tänään Lontossa iltapäivällä tehtyä iskua. Mietämme Euroopan unionin ja paremmin, menemään takaisin itse hallintoon. Mutta tulevat suhteet ovat meille erittäin tärkeitä ja artikla 8 kiteyttää tämän kaiken. Tämä tarkoittaa sitä, että kuningaskunta jollakin tavalla haluaa eristäytyä muusta maailmasta päinvastoin. Haluamme hyvät suhteet jäsenvaltioiden suuntaan ja koko muuhun maailmaan. Uskomme vahvasti vapaa kauppaan. Siitä on hyötyä kummallakin osapuolelle ja haluamme vaurautta kaikille kansalaisille. Ja toivottavasti neuvottelut suvat juohästi. Sitten Arnold Hutch, Yhdistön kuningaskunnan kansallisen valtuuskunnan nimissä. Dear Mr. President. Kiitos puhemies, hyvä Messi Barnier ja hyvät kollegat. Paljon kiitoksia, että saan puheenvuoron Yhdistyneen kuningaskunnan puolesta. Englantia, ja Skotlantia ja Pohjois-Irlantia paikallisverojen vastaan puolesta ja lämpimästi kiitän teitä puheenjohtaja äh, Markkula vierailusta Lontooseen tammikuussa. Ja tavannut Yhdessä kuningaskunnan delegaation ja Brexit-ministerin. Se oli tärkeä osa alusta dialogia Toiseksi panostaisin, että kaikki arvostamme että sitä, että yhdistyneen kuningaskunnan paikallisviranomaiset työskentelevät lähiseutteessa 27 maan kanssa, mutta meidän täytyy ö, saada parhaita kyvyitä EUsta. Me haluamme viedä tuotteita vapaasti jonka kautta. Meidän täytyy luoda taloudellisia ja kulttuurisia siteitä Euroopan kansalaisten kanssa. Kansalaisten me täytyy yhä voida matkustaa Euroopassa. Yleensä täytyy voida viedä vapaasti, pankkien toimia vapaasti ja nuorten vapaasti opiskella Euroopan yliopistoissa ja no, vanhempien ihmisten täytyy voida jäädä eläkkeelle missä tahansa jossa olemme sitoutuneet siihen, että kansallinen hallituksemme antaa vastauksen näihin kysymyksiin ja yhdistämme konekunnan paikallishallinnolla kolme periaatetta. Brexitin jälkeen valtaa täytyy siirtää Äh, hallinnon tasolla, joka on lähinnä kansaa subsidiariteetti. yhdessä kuningaskunnan äh, palkasviranomaisella tai tulla uutta kumppaneita, niin että äh, paikallisia palveluita voidaan suunnitella palkasin tarpeisiin ja paikallishallinnolla täytyy olla enemmän rahoitusvapautta. Käännämme teidän puolelle, herra Barnier, herra Markkulla, teidän puolelle, niin että yhdistyneen kuningaskunnan paikallisviranomaiset voivat hyötyä voimakkaasta lähes paikasta yhteistyöstä Haluan sanoa, että Horisontti 20, Interreg ja Erasmus 20 osallistumisemme jatkuu ja pitämällä aikavälillä puheenjohtaja, puheenjohtaja keskeyttää. Haluamme rakastettua yhteistyötä EUn ja paikallishallinnon kesken. Puheenjohtaja keskeyttää. And then we'll... Aika loppui. Nyt sitten muutama hyvin lyhyt minuutin puheenvuoro vielä. Alves Cordiero, Cordiero ensin, olkaa hyvä.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 I'm sorry, I'm sorry, Mr. President. I wasn't prepared for this question. Pahoittelen puheenjohtaja, en ollut lainkaan valmistautunut tähän kysymykseen. En edes tiennyt, että olen puhulia listajalla. Free Hill. No, tässä säästyy hieman aikaa. Sitten edustaja Hill. Mr. Bernier. Thank you, Mr. Bernier. Kiitos, Barnier, herra Barnier, että tulitte tänne tänään. Ja minuutti kyllä vaan aikaa. Menen suoraan asiaan. Aakon päätöslauselmassa tunnustetaan EU-rooli. Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa ja rauhan rajat ylittävässä yhteistyössä Pohjois-Irlannissa eikä väitä Interreg-ohjelman kautta ja PISA-ohjelman kautta. Kun mm, olemme saaneet paljon näitä ohjelmia puolta paikallisten viranomaisten tasolla on erittäin tärkeää, että tätä työtä suojellaan. Tulevaisuudessa olikin iloinen Herbarnialla on, että mainitsit Pohjois-Irlannin ja huolenne Irlannin saaren suhteen joten ei tarvitse katsoa kauaksi menneisyyteen. Muistamme, millainen oli kova raja pohjois- ja etelä välillä, ja meidän täytyy pitää huolta siitä, että me jotain edistystä annettuna. Jotain ratkaisevan tärkeää, että kaikki osapuolet Brexit-neuvotteluissa työskentelevät välttääkseen minkä sellaisia järjestelyitä, jotka olisivat pohjaa sieltä herkältä tasapainoa jota hyvä pitkän perinteen sopimuksella on saavutettu. Uh, then, uh, and, uh... Seuraavaksi Andreas Stenson. Yksi minuutti, olkaa hyvä. President, dear Mr. Barnier, as a councillor... Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Minä edustan pientä kuntaa, pientä kuntan valtuustoa pohjois rajalta ja siksi on hienoa olla täällä tänään. Minulla on useita avainkysymyksiä. Euroopan unioni on hyödyttänyt erittäin suuresti Irlantia ja haluaisin sanoa, että uskokseni Irlannin, Pohjois-Irlanninkin tulee olla Euroopan unionin jäsen tulevaisuudessa. Meidän täytyy tehdä yhteistyötä eikä olla erillään. Ja teidän tukenne, hyvä komission jäsen, on ollut tärkeä Pohjois-Irlannin rauhanprosessissa. Minä voin kertoa teille, että molemmin puolin rajaa kansalaiset ovat hyvin huolissaan siitä, mitä tapahtuu, jos Britannia eroa Euroopan unionista, he ovat hyvin huolissaan vaikutuksista jokapäiväiseen elämään. Meidän täytyy nyt puuttua näihin huoliin, etteivät menneisyyden synkät ajat palaa. Meidän maanviljelymme saattaa myöskin kärsiä tästä asiasta pahasti, että meidän täytyy löytää ratkaisu. Brexitin vaikutus ei ole samankaltainen kaikissa 27 jäsenmaassa. On aivan selvää, että ne, jotka saattavat joutua kaikkein pahimpiin hankaluuksiin, niitä ei tulisi vain poliittisesti tunnistaa, vaan meillä tulisi olla konkreettisia ehdotuksia näiden alueiden osalta, jotta ne solidaarisesti kohesion hengessä pääsevät eteenpäin. Kiitoksia. We have... Solidaarisuus on hyvä sana. Siihen kannattaa päättää puheenvuoro. Täällä oli kahdeksan, tai vielä kahdeksan lyhyt vuoroa. Äh, Schäfer, Spiridon, äh, Spiridon, Spiridon, Spiridon, Konstantinos Agorastos, Muno Sanchez, Alan Hutchinson, and then uh, Jean-François Barnier. Can we close on that? That's the... Viimeisenä puhuu Jean-François Barnier. Enempää meillä ei ole aikaa. Useampaa puheenvuoroa ei voi ottaa. Kukin puhuu korkeintaan minuutin. Karl Lamberts ensin. Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitos siitä, arvon komissaari, että olette paikalla. Alankomaiden valtuuskunnan nimissä toteaisin, että me katsomme Brexit eurooppalaisten silmäsien läpi niitä katsomme kansalaisten oikeuksia sekä sosiaalisia ja taloudellisia oikeuksia. On suuria eroja eri alueiden välillä Euroopan unionissa, kun on kyse Brexitin seuraamuksista. Se vaikuttaa eri tavalla eri puolille Eurooppaa. Esimerkiksi Euroopan, länsi, Euro, Euroopan länsiosaan, kun tarkastellaan ja alankomaita, siellä vaikutukset ovat valtaisata. Olemme nähneet, kuinka Irlantiin tämä vaikuttaa erittäin rankalla kädellä, mutta Alanko maihin vaikuttaa miltei yhtä lailla. Tämä täytyy ottaa huomioon. Näiden alueiden kansalaiset eivät valinneet Brexitia, eivät käännestäneet sitä sen puolesta, mutta kuitenkin se vaikuttaa niihin. Alankomaiden valtuuskunta on huolissaan näistä vaikutuksista. Varsinkin Alankomaille seuraukset saattavat erittäin ikävät 17 miljardia tappioita vuodessa. Alankomaat ja yhdistyneen kuningaskunta ovat tärkeitä kauppakumppaneita, tämä on selvää. Esimerkiksi Rotterdamin ja Amsterdamin Rotterdamin satamaan tämä vaikuttaa rankalla kädellä. Kyse on valtavista sosiaalisista ja taloudellisista seuraamuksista maanikannalla kannalta. Nyt olisi tarpeellista, erä Barnier, että ottaisi tämäkin asiat huomioon neuvotteluissa ja puolta vuotta ennen jo puhetta keskittää. Al Gore, Birminghamista yhdistyneessä kuningaskunnasta, olkaa hyvä. So. Kiitos, Michelle, joka suoraan puhua. Viimeksi me tapasimme, kun Tästä minua lainsäädäntömuodolla Birminghamin ja länsi Midlandsin toimistoon tällä Brysselissä. Se on osa pitkän aikaa kun aikavälin kunnianhimoa työskennellä EU-ssa. Ja tuo toimisto on vielä auki. Toivottavasti hyväksymä sen, että EUn ja ei EU-maan kanssa ja pitäisi tehdä sopimus, joka on parempi kuin mikä EU-maan kanssa. Toivottavasti kaikki hyväksymään tämän täällä. Täytyy kuitenkin myös ymmärtää tämän kautta yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen täytyy ymmärtää ja kansalaisten myös. Mutta kun artikla 50 koskeva kirja lähtee, olen hyvin pessimistinen sen suhteen, että noin kävisi. Eilen Times-lehdessä oli jälleen valeuutisia. Brexit-ministerit sanovat, että yhdistyneen kuningaskunnan avioero rajoittuisi kolme, tai se lasku rajoittuisi kolme miljardiin. Eikä yhdistyneen kuningaskunnalla mitään juridista velvollisuutta maksaa EUlle Brexitin jälkeen. Herra Barnier, toivottavasti prioriteetit, jotka esitte tänään, toistetaan, kun annatte suuntaviivat, että voimme taata, että keskustelussa on transparenssia ja ministeri kun askunnan kansalaiset ymmärtävät, mitä Brexit tuo mukana. Uh, next. Kiitoksia. Seuraavaksi Michels Schäfer Alankomaista Alderyhmästä. Olkaa hyvä. Merci, Monsieur Barnier, de Kiitoksia komission jäsen Barnier siitä, että jaoitte näin kattavasti ja avoimesti teidän kantanne. Minä puhun nyt äh, Flamia. Nederland, die ook verantwoordelijk is... Tulen alueelta, joka on voittanut, voinut nauttia interkohjelmasta ja aluekehitysrahaston tuista. Voin todeta, että monivuotiset rahoituskehykset ja niistä käytetään neuvottelut ovat äh, johtaneet minut esittämään seuraavan kysymyksen. Kohesiorahastot ja niiden ylläpitäminen, niihin ei saa enää puuttua. Tämä saattaisi johtaa siihen, että jäsenvaltiot ja alueet joutuisivat vielä hankalampaan taloudelliseen tilanteeseen. Ja tämä johtuisi Isos, Ison-Britannian erosta. Kuinka te otatte tämän huomioon? Thank you very much, then... Kiitoksia. Edustaja Spiridon Kreikasta. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Barnien ja kollegoiden analyysi oli hyvin mielenkiintoinen, mutta silti olen sitä mieltä, että tämä tilanne on aivan uusi ja näin emme pysty arvioimaan sen vaikutuksia. Se on erittäin totta erityisesti Euroopan syrjäisemmillä alueilla. Haluaisin puhua nyt hiukan näistä prioriteeteista. Kaikkein vakavin ongelma ei ole Brexit, vaan se, kuinka me nyt kohtaamme ne väitteet, jotka ovat yllyttäneet brittejä äänestämään Brexitin puolesta. Meillä on hyvin paljon jakolinjoja. Tämä liittyy erityisesti maahanmuutto liikkeeseen ja tietynlainen nationalismi tai patriotismi nousee. Meidän täytyy nyt alkaa toimia, meidän täytyy edetä, meidän täytyy osoittaa kansalaisille, että unioni on lähellä heitä, jotta me saisimme lisää kohesiota aikaan, jotta voisimme todellista yhteistä politiikkaa toteuttaa. Meidän täytyy käynnistää niitä politiikan aloja, jotka eivät vielä ole oikein toimivia, kuten yhteinen puolustus- ja turvallisuuspolitiikka, ja meidän pitää puhua myöskin yhteistä talouspolitiikkaa. Seuraavaksi edustaja Ako Rastos, Tessalokonista Kreikasta. Κύριε Μπαρνιέ, kiri, και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, η πραγματικότητα είναι πολύ σκληρή για να την αγνοήσει Kiitos. Tietystikin tilanne on erittäin vaikea. Nyt on vaikea ratkaista kaikkia näitä Brexit liittyviä ongelmia, mutta hyvin nopeasti täytyy voida toimia ja neuvotella asioista. Niin kauan kuin neuvottelut kestävät ja mitä enemmän aikaa kuluu, sitä enemmän populismi nostaa päätään ja euroskeptisyys niin ikään. Perikles jo lausui viisaita sanoja muinoin. Nepies, Tällaisista toimista ei selviä ilman, että niistä tulee seuraamuksia. Nyt on Euroopan lehdessä tiettyjä vaaroja. Saattaa olla, että vuosikausia ollaan oltu hyvinkin tekopyhiä. Ja euroskeptisyys on tästä juontanut juuren, juurensa. Tilanne tällä hetkellä on erittäin hankala. Toivon, että Eurooppa-ajatus ja kunnianhimoinen Euroopan rakennushanke ei nyt ole vaakalaudalla. Ja toivon myöskin, että nyt ei mennä historiasta taaksepäin. Meidän täytyy jäsenellä järjestää asiat sellaisella tavalla, että kansalaiset ymmärtävät, että mikä Eurooppa-ajatus on. Eurooppa tarvitsee todellakin solidarisuutta. Solidarisuutta täytyy osoittaa ja sama täytyy kunnioittaa joka ikistä eurooppalaista hänen oikeuksiaan. Sanchez Munas. Edustaja Munas. Gracias, presidente. Quisiera hablar desde Andalucía. Por cierto, Andalucía. Kiitoksia puheenjohtaja. Minä haluaisin puhua nyt Andalusiasta. Luonnollisesti kyseessä on alue, joka sijaitsee aivan etelässä, aivan Etelä-Euroopassa. Ja toistaisin, että kyseessä on rehellinen, kovasti työtä tekevä alue, jolla on paljon resursseja, joka pyrkii hyödyttämään kansalaisiaan. Haluaisin tiedostella Äh, komission jäsen Barnielta seuraavaa. Meillähän on toinenkin maaraja, nimittäin maaraja Espanjan ja Gibraltarin välillä joka vuosi yli 10 000 andalusialaista työntekijää ylittää tuon rajan. Ja tämä on hyvin suuri kysymys Gibraltarille ja sen kanssa rajan jakaville Espanjan alueelle. Siksi Gibraltarin kysymys täytyy ottaa huomioon. Brexit vaikuttaa tähän alueeseen, joka kärsii jo hyvin paljon talouskriisistä. Tervetuloa Alan Hutchinson. Olen Alan Hutchinson, brysseläinen Belgia. Ja olen erittäin huolissani ja minua koskettaa kovasti, mitä Brexitissä tapahtuu. Olen iloinen julkilausumastanne. Ja toivottavasti Tuo pitää paikkansa lopun saakka, koska esteitä on paljon. Olen valmis. Yksi yksityiskohta, pelkän anekdootto. Olen Brysselin hallinnan komissaari äh, EU-ssa. Muistetaan, että näissä neuvotteluissa ei unohdeta britti virkamiehiä, jotka työskentelevät EU-instituutioissa ja heidän perheitä, jotka ovat paniikissa sen suhteen, mitä tullessaan. Useimmat sadat ovat hakeneet belgiala- kansalaista, heistä kaikista ovat teidän belgialaisia. Kiinnitän vaan teidän huomiota tähän kysymykseen, joka on heille tärkeä. Kiitos nyt viimeinen puhuja. on yksi kaupunginjohtajamme, herra Barnier. Ja sitten herra Barnier vastaa kaikkiin näihin vuoropuheluihin. Barnier ensin ja sitten Barnier. Monsieur Michel Barnier. Ähm, hyvä ähm, Michel Barnier, hyvät kollegat. Ähm, muutaman viikon päästä Ranskassa järjestetään erittäin tärkeät vaalit. Ja tänä aamuna minä olin Pariisissa kuulemisessa, jossa oli eri ehdokkaita mukana. Tämä oli Ranskan kaupunginjohtajien aloitteesta järjestetty kuuleminen ja olin hämmentynyt, todella hämmentynyt. Euroopasta ei puhuttu. Olen todellakin harmissani tämän vuoksi, sillä Ranskahan on yksi Euroopan unionin perustajamaista. Nyt valitettavasti Euroopassa tulee jotakin, mikä pelottaa. Minusta meidän pitää olla hyvin tiukkoja, hyvä komission jäsen brittihallituksen kanssa, jotta tällaiset muut noidan oppipojat eivät rohkaistuisi lähtemään samoille poluille. Kiitoksia. Right, uh, no. no niin. Tiedän, että nyt kuultiin erilaisia näkemyksiä Sankon joukoon ja kysymyksiä myöskin, mutta nyt saatte sitten puheenvuoroon. Voidaanko reagoida tähän kaikkeen? Monsieur le Président, d'abord vous me permettez... Puheenjohtaja, Tervin tässäkin ja Hän on siellä piilossa. Puheenvuoroni alussa muistutin päättäväisyydestä. Ja, ja herra Tajani ja Verhofstadt ja hänen kollegoita. He seurasivat näitä vaikeita neuvotteluita ja me puhumme Brexitistä – ja artikla 50 ja sen perustuvasta sopimuksesta, että me haemme pyrimme rakentamaan sopimusta sopimusta, joka ratifioidaan yhteisen menettelyn avulla eurooppalaisen menettelyn kautta neuvoston, parlamentin ja Iso-Britannian parlamentin kesken. Ja kaikki myöhäisemmät sopimukset, joissa määritellään tulevat suhteet, tämä uusi kumppanuus yhdistyneen kuningaskunnan kanssa – se on sopimus. Se oli siinä sanottu sekasopimus, joka vaatii 27 kansallisen parlamentin ratifioinnin. Michael Murphy vaatii hänelle läheisen kysymyksen. Kuten muutkin Irlannissa. Sanoin ja nyt toistan katsomme Britannian seurauksen päätöksiä tarkkaan Britannian päätöksiä lähtee EU-sta ja tulliunionista. Sillä on vaikutuksia unionin uusilla ulkorajoilla ja sisämarkkinoiden uusilla rajoilla. Herra Murphy Samson pitää kaikkeni, että kova raja ei syntyisi. Tiedetään, se on herkkä ja tiedä, miten haavoittuvaisia hauraita ovat yhteiset ponnistelut rauhan ja vuoropuhelun aikaansaamiseksi. Kun oli 1994 aluepolitiikka politiikan komissaari kävi ensimmäistä kertaa Pohjois-Irlannissa. En niin asioita en koskaan unohda tapaamiseni samana päivänä kahdessa eri paikassa. Kahden Jalkalaisen nobelisten kanssa, David Trimble ja John Hume kanssa, joka oli silloin Euroopan parlamentin jäsen. Kummatkin sanoivat, tragedioiden jälkeen. Me istumme äh, saman pöydän ääreen. Ei se ollut määräistä Dublinin tai Belfastin pohjalta, vaan siksi, että EU oli oli rauhanohjelmansa kanssa mukana. Näitä kahta keskustelua en unohda. Ja o, o, pidän yhä kiinni tästä käsityksestäni, niin, että EUlla on Irlannissa erittäin tärkeä rooli. Luotan tietysti yhdistymisen kuningaskuntaan. Sanoin sanan harkiten. Oli pitkän perintäprosessin takuu valtia. Meidän täytyy heidän kanssaan löytää hyvät ratkaisut. Voin kertoa teille tämän ja tämä, tämä meillä on läheinen asia. Minä pyrin tiimin kanssa löytämään ratkaisun, joka vakauttaa rauhaa puhelua. Markus otti esille asioita, jotka koskevat sitä, että kuten sanoin, neuvottelusta tulee vaikeat ja kuten sanoin, ne ovat poikkeukselliset neuvottelut. Puhumme liikakin kaupasta ja rahoituksesta. Mutta no, ymmärtäkää nyt oikein. Kyllä minä puhuin muustakin. Sanoin, että kansalaiset ensin. Että se on prioriteettini. Puhun arvoyhteisestä ja ja kestävät edut, joita meillä on Brexitin jälkeen Yhdistyneen kuningas kanssa. Puhun sosiaalisista oikeuksista, ympäristöoikeuksista, verotuksesta. Ja se, että me kieltäydymme polkemasta näitä oikeuksia neuvottelussa. Totta kai tässä on rahoituspuoli, paljon juridisia odottavuuksia. Mutta ne on vaikeuksia ja ihmiset joutuvat Yhdistyneen kuningaskunnan päätöksestä jättää EU. Dans totesi, että tämä prosessi ei ole peruuttamaton. Päätös jättää EU ja ilmoittaa tahdosta on, se on yksipuolinen. Se, vartamme sitä, sen tapahtuvan posti kirjeen kautta 29.3. No, tämä ilmoitus on tehty. Prosessi ei ole enää monenkesk... y- yksipuolinen, se on monenkeskeinen, kollektiivinen, niin se vaatii yksimielis se, että 27 plus 1. Bart Summers otti kansalaisten oikeudet. pidän kansalaisten tätä myönteisenä, jotka tänään noterattiin, otettiin vastaan komissiossa. Me pyrimme olemaan luovia herra Sommers-neuvotteluissa, mutta pohjaamme myöskin EU-oikeuteen. Ja EU ja yhdistyskunnat on ovat kutonneet 43 vuotta suhteitaan. Mainitsipa sen kaiken, mitä olemme yhdessä tehnyt. Täytyy purkaa tämä kudelma. Koska ei se ole meidän tahtomme. Eikö britti, vaan brittikansalaisten. Täytyy jossain puhua totta kansalaiselle. Että mä ole sitä päivittäistä bisnestä. Ei tämä ole mikään pikkujuttunen, vaan vakava poikkeuksellinen tapahtuma. Näillä väistämättä on seurauksensa, kuten sanoin. Arsa myös mainitsi budjetin. Kuten herra Corderokin. Tämä Mary Fee. Nykybudjetti budjettinäkymissä, rahoitusnäkymissä eri politiikan alueilla, kohesiopolitiikka mukaan lukien. Meidän toimintahaarukka on seitsemän vuotta. Ja yhdistyneen kuningaskunnan osallistuminen on keskimäärin siinä 14 prosenttia koko politiikasta. 14 prosenttia. Voilà. Ja sanoin vahvasti, että rat- rankaisua ei ole, ei ole mitään lähtölaskua. Mutta täytyy kantaa vastavuoroinen vastuu, että tilit saadaan, tehdä tilinpäätös. Sitoumuksista vastaaminen äh, seitsemän vuoden sito- ajalta on tärkeää, että voidaan taata ohjelmien jatkuminen EUn alueella erityisesti. Tony Buchanan on Tesla Scotlandin. No, selvästi sanoin, että kuuntelen kaikki. Tullaan kuuntelemaan kaikkia ovian auki, mutta neuvottelen ainoastaan yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen kanssa. Sellainen on laki on ah, roolin neuvottelussa, että me eletään kesken. Rova Elli satti esille julkisen keskustelun. Itsekin sanoin. No, että, että kun osallistutte julkisen keskustelun ja otitte yhteistyön esille, niin toivon, että tulee olemaan kestävää yhteistyötä unionin ja britti paikallisviranomaisten kanssa vapaaehtoisella pohjalta, mutta juuri siksi valis, otti esille onnistumisen ehdot. Ja täytyy olla tarkkana näistä ehdoista. Ja minä olen luomassa ongelmia. Minä sanon, että on näitä asioita, joita päästäisiin sopimukseen. Sopimuksen synnyttyä. Se on mahdollisimman suotuisa erityisesti paikallisviranomaisten yhteistyölle kahden puolen kanavia. Olen Hutchinson, ymmärrän näkemyksiänne. Sanoin, ja toistaisin teillekin. Muutoksia tulee. jos sanoisin, että kaikki jatkuu niin kuin ennen, en puhuisi totta. Ja haluan puhua totta. totta. Muutoksia tulee. Ei tämä ole tavallista bisnestä. Ja herra Hatch, Hatch. Me haluamme objektiivisesti polemisoimatta vetämään kaikkiin edistysaskeliin, kaikkea mitä olemme yhdessä saavuttaneet, kaikkea mikä on unohdettu. Kun Jean-François Barnier nimikaimani, jota tässä tervehdin, monissa maissa, erityisesti omassa niin on vältetty EUn avulla saavutusta edistyksestä, onpa kysymys verkkovierailusta tai sisämarkkinoiden sujuvuudesta. Täytyy muistuttaa ihmisiä tästä edistyksestä neuvotteluiden ajan. Kun lähtee EUsta, kun lähtee sisämarkkinoilla, kun jättää tulli unionin, yhdistynyt omasta tahdostaan luopuu osasta tätä edistystä. Eikö meidän täytyy olla vähän pedagogisia? Turhasta painottamatta. Herra Cordero. Olen pitkään seurannut syrjäisempien alueiden järjestön destan toimintaa. On ne ollut mahdollisuus, että sillä on alueita, jotka ovat tavallaan sillanpäitä kaukana tyynellä merellä ja lainavat rajojamme ja vaikutusvaltaamme. Ja syrjäisempiä alueita kanssa, ko, kanssa todettava kohdisia palvelee tätä tarkoitusta. Mutta näyttelyiden menestyksen osana ja se vakautaaksemme nykyiset rahoituskekset. Meillä on tämä rahoituspuoli yhdistynyt kuningaskunnan kanssa ja sen jälkeen tilanne toinen, kuten sanoin Mary Freelille Interregin suhteen. Ajattelen tulevia rahoituskehyksiä, se on sitten eri juttu. Tämä kiinnostaa minua, mutta minun tehtäväni ei ole Tulemme rahoituskes... No, kyllä keskustelut ovat aina vaikeita. On aina vaikeita tehdä sitä seitsemäksi vuodeksi. Mutta vuosi 2020 meillä on ylimääräinen hankaluus. Meitä on 27. Ja keskimäärin on 10 miljardia vähemmän Euroopan budjetille. Kyllä, politiikka on läheistä, kuten Jacques Delors sen määritteli. Se auttaa meitä määrittelemään alueiden pirstoutumista. Nyt vähän pikokivääri tyyli vastaan muille. Lammas satti maansa esille. Totta kai lämmäs. tämä iskee pahemmin joihinkin maihin kuin toisiin. Jos ajatellaan todella rakenne tällaisia suhteita Tuollaisen kuningaskunta on Belginta ja Irlanti, Hollanti. Niin tämä iskee. Se täytyy ottaa huomioon neuvotteluissa. Täytyy myös ymmärtää. Ja, ja tässä hengessä tapasi 27 valtaan teki Verhofstadtin neuvostoon. ja että työskentelisimme yhdessä Brexitin vaikutuksista tulleihin. Täytyy ymmärtää, mitä tulleille tapahtuu, kun joku mä jättää tuoreet tuotteet, kaikki kauppatavarat, täytyy kontrolloida, kun ne tulevat unioniin. Ne tulevat sisämarkkinoille. Ne Monille maille, kaikille maille. Kaikilla mailla on uusia tehtäviä kontrolloissa. Albert Bohr otti myös uudet suhteet esille. Haluan vielä toistaa, että parhaat suhteet e kanssa on, kun on sen jäsen. Paras suhde on jäsenyyssuhde. ja lisään kakkosrimissä. Toiseksi paras suhde on olla Euroopan talousalueen jäsen. No, Norja, Liechtenstein, Islanti. Meillä on myös velvollisuuksia näitä maita kohtaan. Herra Bohr vastasi aborttikysymykseen. Spiridan ja Algorastos ovat ottaneet esille ajattelut erityispiirteet. Olen kuunnellut teitä. Täytyy tehdä tässä asiassa Brexitin eron seuraukset huomioon. Tätä neuvottelua käsitellen ihan ja neuvoston kanssa. Sitä täytyy myös ajatella Brexitin lä- äh, se mitä läksyjä on opetettavana. Se, mitä täytyy sanoa Briteille, joskus kansan tuntoja jotka vaikeuttavat Junckerin valkoista kirjat. jotka Roomassa johtavat uuteen eurooppalaisen agenda Kysymykset, jotka kiinnostavat kansalaisia, se voimme osoittaa EUn lisäarvoa, rajat, yhteiset investoinnit, tutkimus, puolustusturvallisuus, digitaaliset markkinat. ne saavat mennä voimakkaasti tukemaan sitä, mitä tapahtuu agendassa. Herra Sanchez, Gibraltarin suhteen asia on johdollisesti selkeä. Gibraltar jättää EUn samaan aikaan kuin yhdistynyt kuningaskunta. Hutchinson puhui tunteista. Tämä koska tämä Hutchison virkamiesten suhteen sanon, mitä Juncker sanoi Brexitin jälkeen. EU-virkamiesten suoja kansalaisesta riippumatta heillä on suoja virkamiehenä. Juncker käsittelee tämän muiden instituutioiden johtajan kanssa – mikrofoni, luulin, että mikrofoni otettiin pois, mutta voinkin tässä vielä kiittää teitä, että kuuntelitte minua ja olette paikalla. Thank you. All right, uh, dear colleagues. Uh... Arvon kollegat, ensinnäkin haluaisin toivottaa tervetulleeksi parlamentin jäsenet, jotka ovat tulleet mukaan keskusteluumme. Muutama alustussana. Tämä on erityisen tärkeä tilaisuus nyt, kun Rooman sopimuksen allekirjoittamisesta tulee kuluneeksi 60 vuotta, olen erittäin ylpeä meidän saavutuksistamme rauhasta, vakaudesta ja sosiaalisesta kohesiosta. Monien kriisien seuraamuksena viime vuosina ei ole mikään yllätys, että kansalaisten luottamus Eurooppa-hankkeeseen on vähentynyt. Ihmiset ovat turhautuneita unionin toimintakykyyn, kun se on reagoinut eri ongelmiin. Tämä on heikentynyt kansalaisten, heikentynyt kansalaisten näkemystä unionista. Maastin sopimuksella haluttiin sulkea kuilu Brysselin ja kansalaisten välillä. Silloin luotiin konsepti EUn kansalaisuudesta. Samassa yhteydessä alueiden komitea luotiin osana EU, eurooppalaista demokratiaa, jotta alueiden ja paikallisyhteisöjen ääni saataisiin kuuluviin. Keskenämme olemme pohtineet, että onko koskaan meidän toimielimemme saaneet, saanut sellaisia välineitä, jotta perustajisin näkemys, näkemykset ja tarkoitusperät olisivat toten, toteutuneet niin, että kansalaisten ääni olisi tullut kuuluviin – paikallistasolta ja alueelta. Toinen seikka, joka on tärkeää meidän kannaltamme, ei ole niinkään perussopimusten kehittäminen ja eri toimielinten valtasuhteet Brysselissä. Voin tätä tästä esimerkin. Mietin, onko komission valkoinen kirja, joka koskee Euroopan tulevaisuutta, asiakirja, joka auttaa muokkaamaan Euroopan tulevaisuutta. Tämä on suuren luokan keskustelu, jota me haluamme käydä ja jota jo käymme. Tähän liittyy erityisestikin yksi elementti, jota olisin painottaa. Se, että asetetaan kyseenalaiseksi kohesio ja sen lisäarvo, tämä on yksi vaaraisempia toimia, johon voimme ryhtyä. Yhdessä 270 alueen ja noin 60 000 kunnan kanssa EU-ssa me olemme erittäin päättäväisiä ja haluamme varmistaa näiden perusarvojemme toteutumisen Euroopan unionissa. Alueet ja kaupungit ovat Euroopan unionin generaattori, voiman lähde ja takavat Euroopan unionin tulevaisuuden. Tällaista ajattelua tarvitsemme. Nyt palatakseni siihen, mitä haluamme antaa panokseksi tähän keskusteluun. Haluaisin viitata erityisestikin meidän alalta ylöspäin suuntautuneeseen ajatustapaamme, kun pohdimme Euroopan asemaa, alueiden ja paikallistason asemaa, kansalaisten asemaa. Heidän ajatuksensa täytyy saada kuuluviin, kun on kyse Euroopan menneisyydestä, nykyisestä tulevaisuudesta. Tänä tämä vuosi on erityisen tärkeä tämän keskustelun kannalta. Olemme tehdä erityisesti, erityisen että yhteistyötä komission puheenjohtaja, Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tuskin kanssa. Olemme luoneet tällaiset erityiskehykset tätä tarkoitusta varten. Arvon vieraat, hyvät ystävät, päätän puheenvuoroni sanomalla, että tänään osallistun juhlatilaisuuteen, jossa muistellaan Rooman sopimuksen allekirjoittamista 60 vuotta sitten. Tästä yhteydessä, niin kuin 10 vuotta sitten, kun nähtiin perheen julistus, Tässä yhteydessä pohdimme arvojemme yhteisöä, joka perustuu jäsenvaltioiden, alueiden ja kaupunkien erilaisuuteen ja luotamme kansallisten ruottamukseen ruohonjuuritasolla. Sillä se kaikki tämän, siihen se perustuu. Olen komitean nimessä toteasin, että olemme valmiita tarjoamaan ratkaisuja. Siksi tämä keskustelu täällä on niin tärkeä. Aloittakaamme tämä keskustelu. Annan ensimmäiseksi puheenvuoron erään Kiefer Hostatille, joka on Euroopan parlamentin jäsen. Ja hän toimii esittelijänä, kun tarkastellaan Euroopan unionin nykyisen toimielin rakenteen mahdollisia kehityskulkuja ja mukautuksia. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Itse asiassa tehtävä, joka Euroopan parlamentilla on, on tehtävä, joka rakentuu kolmalle mietinnölle ensin. Meillä on Ermar Brokin, edustaja Bresson ja Jo Lainenin mietinnöt tarkoitus on pohtia sitä, mitkä ovat mahdolliset äh, kehityslinjat Lissabonin äh, sopimuksen sisällä. Sitten meillä on toinen mietintö, minun mietintöni, joka käsittelee sitä, mitä tarvitsemme olemassa olevien perussopimuksen ulkopuolelta. Ja kolmas mietintö on edustajien Berese vöge mietintö, joka käsittelee tarpeellisia uudistuksia, joita tulee tehdä Euroopan eurohallinnon sisällä niin, että me fiskaalista kapasiteettia kasvattaisimme euroalueella. Olemme siis eh, tehneet emme yhtä, vaan kolme johdonmukaista mietintöä. Nämä kolme mietintöä tulee itse asiassa lukea yhtä aikaa, jotta saa kuvan siitä, mitä parlamentti ehdottaa. Ja on myöskin erittäin helppoa ymmärtää, miksi ehdotamme sitä, mitä ehdotamme. Nyt eh, ajat ovat vaikeat Euroopassa. Me kohtaamme niin kutsutun polikriisin, eli kriisin, jossa on monta kriisiä yhtä aikaa, maahanmuuttokriisi, talouskriisi, ne on perintö, jota ei ole vielä ratkaistu, heikkous naapurustoalueellamme. Ja tämän mietinnön kautta pyrimme siis vastaamaan kysymykseen siitä, mitä uudistuksia Eurooppa tarvitsee, jotta se olisi kykenevä kohtaamaan haasteet paremmin tulevaisuudessa. Sillä yleinen tunne suurimmalla osalla ihmisistä sekä Euroopan ulko- että sisäpuolella on aina sama, nimittäin se, että Eurooppa tekee liian vähän liian myöhään eri kriiseissä. Aina ensinnäkin annan sen tavan, jolla Yhdysvallat reagoi talouskriisiin verrattuna siihen, kuinka me reagoimme talouskriisiin. He reagoivat kriisiin välittömästi ja tekisivät sen käynnistämällä 400 miljardin uudelleen pääomittamisen pankkeille ja yli 400 miljardia dollaria tuleville kymmenen vuodelle. Tämän lisäksi määrällinen helpottaminen 1,3 miljardia. Yhdysvaltain keskuspankista. Tämä kaikki tehtiin demokraattien ja republikaanien kanssa yhdessä. Ää, kun tämä alkoi, Obama ää, oli tullut valtaan ja sitten demokraatit jatkoivat työtä. Ja sitten kun tämä sama kriisi Atlantin yli tuli Eurooppaan, me olimme ja yhä olemme vasta auttamassa pankkejamme. Meillä ei vieläkään ole täysin sellaista pankkiunionia, jonka tarvitsemme vieläkin keskustelemme investointiohjelmista, jotka ovat yksi kolmas osa Yhdysvaltain investointiohjelmia. Me te- teimme määrällistä helpottamista, tämä on totta. Mutta paljon hitaammin ja vain defensiivisesti, jotta inflaatiota ei syntyisi. Itse asiassa sen sijaan, että olisimme talouttamme rohkaisseet. Nyt meidän täytyy esittää itsellemme kysymys, kuinka tämä on mahdollista? Kuinka on mahdollista, että Yhdysvallat näin nopeasti reagoi ja meillä on näin suuria vaikeuksia toimia? Me uskomme, että syynä on se, että meidän toimielimellinen rakenteemme ei vastaa tarkoitustaan, se ei vastaa tulevaisuuden vaatimuksia ja se tulee uudistaa eri tavoin. Me pyrimme tarkastelemaan sitä, mitä voitaisiin tehdä perussopimuksen puitteissa, mitä voidaan tehdä sen ulkopuolella ja mitä pitäisi tehdä erityisesti euroalueella, mitä uutta hallintoa tarvitsemme euroalueelle. Me sanomme, että tarvitsemme enemmän kuin vain kasvu- ja vakaussopimuksen nehän ovat vain muutama sääntö, mutta me tarvitsemme myöskin valtiovarainministeriön, valtiovarainministerin, joka näitä ongelmia ratkoisi, mukaan lukien lähentyminen – tässä mietinnössä on myöskin mukana sitä, minkälaisia toimielimellisiä päätöksentekoon liittyviä muutoksia Euroopassa pitäisi tehdä. Ehkä pienempi Euroopan komissio voisi olla todellinen eurooppalainen hallitus, niin ettei se enää edustaisi 28 jäsenmaata, kun jäsenmaita on 28 ja tulevaisuudessa 27 ja ehkäpä 28 sen taas tulevaisuudessa, kuten kaikki tiedämme. Tarvitsemme kaksi valvovaa elintä, Euroopan parlamentin, joka edustaa kansalaisia, ja toisen tietyllä tavalla jäsenmaiden neuvoston, joka jäsenmaita edustaa, kuten tapahtuu hyvin toimivassa julkishallinnossa. Ja meidän täytyy saada talousarvio, joka perustuu enemmän niin kutsuttuihin omiin varoihin tässä työtä Montin työryhmä on valmistellut. He tulevat julkaisemaan kolmen toimielimen nimissä tämän kertomuksen, joka erittelee sen, minkälaista uutta rahoitusta voisimme Euroopan tasolla käyttää tulevaisuudessa. Ja tämän lisäksi mietintö pyrkii myöskin arvioimaan monia uusia aloja, joilla meidän mielestämme Euroopan pitäisi olla paremmin läsnä, kuten esimerkiksi puolustusunioni tai sen lisäksi maahanmuutto ja se politiikka, joka perustuu todelliseen kapasiteettiin eurooppalaisella tasolla, kuten eurooppalainen raja ja rannikkovartiosto, tai sitten tarve luoda eurooppalaista tiedustelua kapasiteetti eurooppalaisella tasolla, sillä me huomaamme nyt ja olemme nähneet menneisyydessä, että kansallisten viranomaisten välinen konnointi ei ole riittävää. Porsareikiä aina esiintyy. Tai voin tämän esittää toisin. Terroristit eivät tunnusta valtion rajoja ja tiedustelupalvelut kuitenkin näin tekevät ja se ei ole kenenkään etu. Me pyrimme siis saattamaan nämä kaikki asiat työn alle ja sitten mietinnön lopussa meillä on suosituksia kolmelle toimielimelle, jotka ovat mukana ja myöskin teidän elimellenne. Me aloittaisimme tällaisen toimielinten välisen harkinnan Brexitin kanssa rinnakkain. Brexithän joka tapauksessa tulee olemaan vaikea, defensiivinen väittely. Joku on eroavassa unionista. Me olemme samaa mieltä samaan aikaan. Meillä täytyy olla dynaamisempaa pohdintaa Euroopan unionin tulevaisuudesta ja tähän samaan Monti-ryhmän työhön pohjaten haluaisimme luoda pohdintaa, jossa on komissiosta, neuvostosta ja parlamentista, eli kolmesta toimielimestä äh, edustajat mukana ja myöskin äh, teidän äh, elimenne edustajan pitäisi olla mukana tässä pohdinnassa luonnollisesti. Kiitoksia. Let's give them uh, now the next... Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi puhuu Elmar Brokka. Olkaa hyvä. Is it on? Yeah, thank you very much. Kiitoksia paljon. Mikäli sallitte, puhun mielelläni Saksaa. Kumpikin mietintö on laadittu Verhostatin ja Presson mietinnöt ja Kir Verhostat on perustavanlaatuisempi pohdinnoissaan kuin minä, tai mihin minä edes kykenen. Siksi tämä mietintö viittaa perussopimusten muutostarpeisiin, mutta ei tällaista yhdessä yössä saada aikaan. Ei sitä yhdessä viikossa voida myöskään pistää täytäntöön, mikäli perussopimusta muutetaan. Tämä on pidempi prosessi. Ensin tarvitaan valmistelukunta ja sitten hallitusten välinen konferenssi ja ratifiointiprosessi. Presso ja minä sanomme, että meidän täytyy, meidän täytyy sellainen mahdollisuus, että pystymme vastaamaan niihin haasteisiin, joita jatkossa tulee e-, esiin ja Lissabonin sopimuksen pohjalta olemassa olevat vaihtoehdot ja mahdollisuudet täytyy käyttää hyväksi tällä välin. Olemme pyrkineet siihen, että Lissabonin sopimus ja sen mahdollisuudet otetaan käyttöön, mikäli tahtoa on. Lissabonin sopimuksen tarjoamia mahdollisuuksia voidaan kyllä hyödyntää. Sitten eräs seikka, joka liittyy avoimuuteen ja vastuukysymykseen. Me katsomme, että Euroopan parlamentin ja kansallisen parlamentin suhdetta pitäisi vahvistaa. Näiden parlamentin rooli on, kansan parlamentin tehtävä on valvoa kansallisia hallituksia ei pidä nyt millään tavalla sotkea kuitenkaan kenenkään toimivaltuuksia. Rajateko täytyy olla selvänä. Tässä on kuitenkin yksi ongelma. Kansalaiset ovat tyytymättömiä, koska Euroopan unissa on käytännössä kaksikamarinen järjestelmä, eli kaikissa lainsäädäntötapauksissa on ministerineuvosto ja parlamentti. Nämä kaksi ovat ratkaisua, yksikään, kumpikaan ei voi toimia yksin kansalliset hallitukset teeskentävät kuitenkin ikään kuin eivät olisi olleet edes Brysselissä paikalla silloin, kun päätöksiä tehdään, jotka eivät ole kansallisten mielestä hyviä. Siksi haluamme yksinkertaistaa työjärjestyksen muutosta. Neuvoston puolelta he tarvittaisi perusopimuksen muutosta. Mikäli neuvosto on lainsäätäjä, se tekee johtopäätöksiä, ne pitäisi julkisesti ilmoittaa ja jäsenvaltioiden täytyy sitten perustella julkisesti myöskin tekemiään päätöksiä ja keskustetaan selväksi, miten jäsenvaltio tai sen hallitus on toiminut. Tämä olisi hyödyksi sekä kansalaisille että teille. On aina ongelma, mikäli kansan, kansalainen ei tiedä, kukaan vastuussa mistäkin. on kansalaisten usko murenee. Ja juuri kolmen, kolmitahoinen ratkaisu, tällainen kolmitahoinen ratkaisu olisi ratkaisu uskottavuusongelmaan Euroopassa. Tähän ei niin helposti päästä, koska nyt tehtävänä on sellainen, että silloin kun sataa, se on Brysselin syytä, ja kun aurinko paistaa, se oli Rooma, Rooman Pariisin tai Berliinin ansiosta aurinko paistoi. Emme voi sallia, että kansalliset hallitukset näin väittävät. Meidän täytyy myöskin varmistuksi seikka, jonka Ferosat mainitsi, kuinka hoidetaan maahanmuuttokysymys. Lissabonin sopimus toi mukanaan vartiosto mahdollisuuden, joten hoidetaan se nyt kuntoon. Puolitoista vuotta tämä on ollut jo mahdollista. Jervan parlamentti on jo ehdottanut tätä samaa asiaa 15 vuotta sitten. Minun ryhmäni silloin teki tämän esityksen. Silloin ehdotus hylättiin. Sisäministeri, neuvosto sen hylkäsi ja katsottiin, että tämä ei ollut Euroopan tehtävä. Samat ihmiset sanoivat nyt tänä päivänä, että Tämä, olisi voinut, tämä oltaisiin voitu huolta kuntiin vuonna 2015. 14 vuotta sitten komissaari Frattini, Italian aiempi Italian ulkoministeri, sanoi, että Länsi-Balkanin maat pitäisi tehdä ehdokas maiksi, niitä pitäisi päästä maiksi. Silloin käytiin maahanmuuttokeskustelua ja tuolloin monet ihmiset tulivat Länsi-Balkanilta Eurooppaan suuntaan. Kosovon Albania esimerkiksi. Silloin tilanne oli täysin toisenlainen kuin tänä päivänä. Ja kansalaisten hyväksynnällä ongelma voitiin ratkaista ilman, että populistit tästä saivat vettä myllyynsä. Kyse ei ole siitä, että Euroopassa epäonnistutaan. Pikemminkin nyt on kieltäydytty käyttämästä niitä välineitä, joita jo nyt olisi käytössä. Juuri tämä haluttomuus on ollut ongelmana. Sama pätee myöskin terrorismin torjuntaan. Europol on jo olemassa. Se vastaa koordinoinnista silloin, kun on kyse taistelusta terrorismia ja järjestäytyä rikollisuutta vastaan. Sillä koordinoiva rooli. Mutta suurin osa jäsenvaltioista kuitenkin ei anna tiedustelutietoaan Europolin käyttöön. Jotkut salaiset palvelut eivät aja tietoaan ja terrorismi vastaan taistelu on hankala. Mikäli olisi hyvää tahtoa, silloin ongelmat voitaisiin ratkaista ilman, että valtaoikeuskysymystä pitäisi rukata uuteen uskoon Euroopassa. Jo nyt on olemassa valtuuksia, joiden avulla asioita voitaisiin ratkaista. Ja voisin antaa monia esimerkkejä muiltakin osa-alueilta. Talous- ja rahaliitto esimerkki globalisaation seuraamukset, taloudelliset ja sosiaaliset seuraamukset ja mahdollisuudet, joita on jo nyt olemassa. Euroopassa on tilaa, joka saattaa vain vaarantua. Ja budjettikapasiteettista on puhuttu. Ja mikäli tällaista haluttaisiin, se olisi mahdollista toteuttaa. Tämän voin sanoa saksalaisena, vaikka en tästä saakkaan suosiota omassa kotimassani. Ja mikäli on suuri kauppatasen ylijäämä, silloin täytyy varmistaa, että toimitaan sosiaalisesti kestävällä tavalla yhteistyössä kumppaneiden kanssa niin, että itse ei menetä tätä ylijäämää. Täytyy toimia vastuuntuntoisella tavalla, koska muut eivät muuten suostu leikkimään sinun kanssasi, mikäli sinä olet epäreilu tässä leikissä. Tämä tarkoittaa sitä, että vahvempien maiden pitäisi muistua, muuttua heikommiksi, vaan pikemminkin heikompien maiden pitäisi muuttua vahvemmiksi. Tähän voidaan vielä sanoa, että tietystikin kaikkien täytyy pitäytyä säännöissä. Säännöstä täytyy pitää kiinni, mutta tämä kuuluu myöskin muita puolia. Filosofisen, filosofisen, filosofisempikin ajattelukanta. Meidän täytyy tehdä selväksi, että kaupallisella alalla olevaa kompetenssiamme vahvistetaan. Presidentti Trump, Trump sanoi, että hän, hän neuvottelee Euroopan kanssa mutta vain ainoastaan sellaisella tavalla, että neuvottelusta on hyötyä Yhdysvalloille. Mutta täytyy varmistaa, että me pysymme samalla aaltopituudella Trumpin kanssa, tai samassa yhtä vahvassa asemassa meidän täytyy olla kuin Trump. Ja kun pistämme täytäntöön tämän tyyppistä politiikkaa, meidän täytyy selväksi, että Euroopan unioni on muutakin kuin jäsenvaltioiden yhteenlaskettu summa.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 E, sotilaita kuin Yhdysvalloissa. Meillä 38 erilais, erilaista e, kuljetuspanssaria autotyyppiä yksinomaan, siis kuljetus e, panssarista puhun vaan. Kustannukset ovat 80 prosenttia tästä. Jos me ajatellaan, ajatellaan, että laskemme tästä ylipäätänsä näitä taisteluun valmistautuvia joukkoja yhteensä. Jos Euroopan neuvosto, Eurooppa neuvosto on juuri päättänyt näistä yhteishankinnoista. Niistä koituu valtava säästö. Ja sitä paitsi puolustustehomme kasvaa eksponentiaalisesti. <clears throat> Ja sitä paitsi Euroopan unionin yleinen status vahvistuu. Ja se tuntuu tietysti jokaisen, jokaisessa jäsenmaassa, Puolassa, Romaniassa ja muussa. Se on aivan eri turvallisuuskriteerit tässä tällöin voimassa jos me yhdessä pyrimme pääsemme sitten näihin synergiaetuihin, ei sitten, että jos tehdään yhden, yhden y, yhdessä eikä jokainen sitten erikseen sohella siellä. Hiukan tässä nyt liioittelen tietenkin. Mutta meidän täytyy tietysti tämä konsepti tehdä selväksi Euroopan parlamentin ja kansallisten parlamenttien tavoitteena. Sen minä samanlainen tulkinta minulla on verrattuna näihin populisteihin. Ei ole pelkästään oikeisto populisteja, joskus ovat hyvinkin vasemmistolaisia, esimerkiksi vaikka juuri mitä tulee puolustuspolitiikkaan, mitä juuri mainitsin. Nyt on kysymys siitä, ettei meillä ole mitään tältä eurooppalaista keskushallintoa, keskusvaltaa. Siitähän me olemme sopineet parlamentissa. Me haluamme sellaista kehitystä. Me haluamme Eurooppaa säätää sitten paremmin siltä osin, missä Eurooppa tuo jotain lisäarvoa tälle koko unionille. Jos, ajatellaan vaikkapa valtiomuotoa, oma maani on liittovaltio. Se, siis siellä on alueista muodostunut kansallisvaltio. Ja sama analogia pätee myöskin sitten Eurooppaan, Euroopan unioni. Ja meillä on erityisen kiinnostava, että tässä e, alueet merkitsevät paljon. Minä tulen tällaista liittovaltiosta, se on helppo, helpommin minun sanoa. Siksi tietysti on tässä tehtävien jako olennaista. Tässä työntuu paitsi perinteistä ja historiasta. Kysymys on myöskin tehokkuudesta, kun sitten äh, toimivat toisinsa liittyen. Sen vuoksi äh, alueiden komitea uh, voisi vaikuttaa huomattavasti, huomattavasti enemmän kuin tällä hetkellä on suhteessa parlamenttiin ja neuvostoon. Ja jos vain, vaan saisimme organisoiduksi tämän yhteistyön paremmin, niin silloin voisimme sitten tietenkin yhdessä voimistaa ja vahvistaa lainsäädäntöä. Lämpimät kiitokset. Uh, Kiitoksia kovasti vahvasta ja selkeästä lausunnosta. Herra Joolainen, olkaa hyvä. President, uh, I'm happy to be... Hyvä puheenjohtaja. On ilahduttava saada takaisin täällä alueiden komiteassa ja mukava nähdä, että 90-luvun puolivälissä kun olin sellainen komiteassa, jotkut sieltä jäsenistä ovat edelleen täällä. Siksi suuri ilo tulla tänne vielä takaisin. En nyt kuitenkaan toistele sitä, mitä jo kaksi kollegani ovat esittäneet parlamentin päätöksistä ja keskustelusta Euroopan unionin tulevaisuudesta. Minulla saattaa olla myös toinen näkökohta mm, näihin toimintoihin tänä iltapäivänä. Parlamentin lisäksi toimin myös kansalaisyhteiskunnassa ja olen puheenjohtajana Euroopan liikkeessä. Ja olen ollut siis ympäristöliikkeissä ja kansalaisjärjestöissä mukana. Pidän kansalaisyhteiskunnasta, koska minun mielestäni poliitikot, poliitikot tarvitsevat kansalaisilta myöskin panostusta. Ja se on oikea tapa olla yhteydessä kansalaisiin sillä, missä he työskentelevät ja asuvat. Se on äärimmäisen tärkeää ja tästä syystä Rooma-juhlallisuudet ovat valtava mahdollisuus osoittaa ja näyttää eurooppalaista liippuamme. Ja kuten tiedätte, eurooppa liikehdintä Spinelli-ryhmän kanssa, Euroopan federalistien kanssa, monet meistä vaadimme 25 kolmatta järjestettäväksi Eurooppa-marssia. Ja olen usein saanut osoitt- ollut mielenosoittamassa Euroopan puolesta, mutta edestä kerrasta on pitkä aika. Se viimeksi oli kyseessä Nitsan sopimuksen puitteissa järjestetty suuri mielenosoitus. Silloin oltiin 2000-luvun alussa ja nyt ollaan vuodessa 2017. Ja eiköhän nyt ole oikea aika siirtyä uudelleen kaduille taistelemaan Euroopan puolesta. Nyt nimittäin riittää. Jos katsotaan sitä, mitä jossain jäsenvaltiossa me tapahtuu, missä EU ja eurooppalainen ajatus, koko eurooppalainen ajattelutapa ja siihen vaikuttavat valheet ja liioittelut. Puhutaan liioitelle niistä ongelmista, joita meillä on ja tehdään vääriä johtopäätöksiä ja puhutaan siitä, että palataan nationalismin piiriin. Rakennetaan raja-aitoja jäsenvaltioiden välille EU:ssa ssa Tuhotaan euro, poistutaan vaikka euro, EUsta, kuten nyt eh, Yhdistyneen kuningaskunnan suhteen on saatu nähdä. Nyt on aika taistella Euroopan puolesta. Tätä taistelua tarvitaan. Kaksi vuotta sitten olin Ukrainassa Maidan aukiolla. Ja vieläkin tunnen sydämessäni sen, miltä tuntui, kun näki satoja EU-lippuja. jotkut kuolivat jopa sen puolesta. Ukrainalaiset filosofit totesivat, että joissakin jäsenvaltioissa on poltettu EU-lippuja, esimerkiksi maanviljelijät sen takia, että Venäjä boikotoi maataloustuotteita, mutta he kääntyivät EU-puoleen, koska tomaatteja ei saatu myytyä Venäjälle. Ja Kievissä sen sijaan kuoltiin Eurooppa-lipun puolesta, koska he halusivat elää niin kuin me elämme Euroopan unionissa, nauttien demokratiasta ja vapaudesta. Tämä on se ero Yhdet kuolevat Euroopan unionin puolesta ja toiset polttelevat sen lippuja, koska eivät pidä siitä, mitä tapahtuu. Olen saanut nähdä, että viime viikkojen aikana, varsinkin ennen Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestystä, ihmiset ovat heräilemässä. Se, mitä on kuultu Donald Trumpilta ja mitä on kuultu tai tiedetään Vladimir Putinista, koko tämä propaganda vesittää sitä luottamusta, että meillä on eurooppalaisiin instituutioihin ja yhteistyöhön. Ja nyt on oikea aika taistella takaisin. On mukava nähdä, että tavallinen saksalainen perhe aloitti Pulse of Europe-järjestön mukaisesti mielenosoitukset EUn puolesta ja joka sunnuntai tulee kymmenen muuta kaupunkia mukaan. Osoittaa lippuja, katsotaan vaaleja ja minusta menee niin, että kannattaa tähän ryhtyä mahdollisimman monessa maassa. Maanantaina Elmari ja Ki ovat mukana. Olemme eh, luonneet siviko eh, Eurooppa-nimisen järjestön. Olemme työstäneet sitä kokonaisen vuoden. Ja olemme esitelleet seitsemän pilarin ajatuksen Eurooppa panna tulevaisuudeksi. Ensimmäinen niistä on demokratia ja osallistuminen. Meidän täytyy saada mukaan kaikki, jotka haluavat saada kaupungit ja alueet vahvemmiksi, ottaa ne enemmän mukaan päätöksentekoprosessin EU-tasolla. Meidän täytyy työstää tätä, koska se on nimenomaan se, mitä kansalaiset ymmärtävät. Siinä kohdin politiikka on heitä lähinnä. Ja ehkäpä jos yhdessä sitoudumme tähän, EU-kehityksessä, niin voimme tässä suunnassa saada paljon aikaiseksi. Lisäksi olen yhteisesittelijänä Eurooppa-vaalien uudistuskysymyksessä. Vaikea asema, koska mitä Eurooppa-vaaleja meillä oikeastaan ole, vaan 27-28 eri vaalilainsäädäntöä luetteloa. Ei mitään oikeita Eurooppa-vaaleja ole olemassa. Ihmiset ovat sitä mieltä, että tämä ei ole totta, vaan se on aivan keinotekoista. Ja toinen asia, joka laitettiin demokratian jälkeen, on kulttuuri ja koulutus. Jos emme tunne toisiamme, miten voimme elää hyvin yhdessä? Erasmus kaikille. Ja miljardi euroa. No kuinka paljon se tänä päivänä on, jos sillä saadaan opiskelijat ja myös työssä olevat menevän vuodeksi toiseen maahan ja saamaan tämän kokemuksen. Ajatus siitä, että meillä on kulttuurishekkejä nuorille. He saavat tietyn määrän rahaa, jotta voivat kokea Eurooppa. Näin voimme yhdistää kansalaiset EU-hun paremmin. Ja sitten talous ja sosiaalinen pilari jos halutaan välttää veroparatiisit Euroopan unionin sisällä ja samalla tarjota myös turvallisuutta. Päätän puheenvuoroni siihen, että Juncker, kun hän puhui tässä täysistuntosalissa, avasi keskustelun Euroopan tulevaisuudesta, kun hän kertoi valkoista kirjasta. Ja tämä keskustelu on avoin ainakin tämän vuoden loppuun asti ja joulukuun neuvoston sitten on tarkoitus tehdä asiasta päätelmät. Minä kutsuisin alueiden ja varsinkin kaupunkien kansalaiset käymään kaupunginneuvostossa, kaupunginvaltuustossa keskusteluja tästä asiasta, ottamaan mukaan kansalaisyhteiskunnan ja kehitellään yhdessä sitä, mihin suuntaan haluamme Eurooppaa viedä ja unioniamme viedä. Olen kovin ilahtunut siitä, että olemme tällä tyylillä ryhtyneet toimimaan tässä, tässä teidän täysistuntotilaisuudessannekin. Thank you, thank you, thank you. Kiitoksia, kiitoksia kovasti Ihan näin tehdään kaupungintaloilla, Turun ja Torella keskustellaan ja toimitaan. Valitettavasti vain on niin. Parilla puhuilla oli muitakin kokouksia, joutuivat lähtemään, joolainenkin kyllä lähtee. Kuullaan puheenvuorot, keskustellaan täällä, käydään läpi tärkeimmät politiikan alat. Puolisen tuntia tähän oli vielä varattu. Okay. Actually, I have in my representation of Saarland at six o'clock. Saarlandille joudun menevän kuudelta vastaanotolle muiden puhujien kanssa. Kiitos kutsusta. Tässä oltiin vähän myöhässä aikataulukot. Viidestä kuutiahan tässä piti keskustella. Tässä nyt muita menoja. Let's anyhow move on to... No niin. Kuka haluaa puheenvuoroja? Michael Schneider. Ehkä kolme minuuttia sondern aber der komischste, der seltsamste. Puheenjohtaja, tämähän on äh, äh, hyvin erikoinen tilanne, että äh, kolme alustajaa häipyvät sen Siljan tien saman tien, puhumme täällä sitten keskenämme. Mitä sanoitte? That's up to the members to... No jäsen tästä päättävät. Alun perin Tämä oli ajateltu, että puoli kuuteen olisi keskusteltu. Mutta tästä aiheesta käydään nyt keskustelua tässä täysistunnossa, kun aikana varapuheenjohtaja Katainen, Löttinger ja muut komission jäsenet ovat, hoidetaan se niin, että he ovat sitten mukana myös kuulemassa puheenvuoronne. Ehkä näin voitaisiin tehdä, että poliittiset ryhmät voisivat tärkeimmät viestin kirjata ylös ja toimitetaan ne. Ei tässä nyt me tarvitse keskusteluja käydä. Sopiiko? Mitä poliittiset ryhmät ja puheenjohtajat haluavat? Minä ehdotan, että eli jos ei käydä nyt keskustelua, vaan sitten vasta toukokuussa, keskustellaan sitä valkoisesta kirjasta, sikäli kun ymmärsin eilen äh, työvalikunnan kokouksesta ja ennen kaikkea yli kohoisia ja aluepolitiikan tulevaisuudesta. Tämähän on aivan äh, perustavaa laatua oleva keskustelu näistä konkreettisista äh, asioista, jotka nimenomaan meitä koskevat ja sivuavat. Entäpä muut puheenjohtajat poliittisista ryhmistä? Tämä puheenvuorohan oli ajateltu kuultavaksi. Haluatteko keskustella nyt vai ei? Olette samaa mieltä? Agree with the wise words of Mr. Schneider. Okay. This time, this time wise... Schneiderin kanssa samaa mieltä tällä kertaa, tai normaalisti päinvastoin. No, io comprendo per Kyllä minä ymmärrän, että tämä on vähän noloa keskustella. Olisi omitusta keskustella parlamentin jäsenten keskustelusta ilman läsnäoloa. Totta kai se voidaan nyt jättää tältä päivältä poliittisesti ehkä ottaa kantaa, mutta itse sisällöstä valkoisesta kirjasta keskustella toukokuussa. Minä uskon, että jonkinlainen jälki voitaisiin jättää meidän poliittisesta kannasta. Ehkä sekin olisi hyödyllistä tänäänkin. Okei, okay, äh, I'm Rob Young Selvä. Van Rompuy. Yes, I I agree with Mr. Schneider. Olen samaa mieltä Schneiderin kanssa. Minusta olisi hyvä hoitaa tämä myöhemmin. But, uh, let's now take... No, yksi erityispuheenvuoro kuitenkin. Täällä on yksi Maastricht-opiskelija paikalla, Avea Vish. Kuunnellapa teitä nyt. Mielestäni tämä on loistava tilaisuus katsoa katse tulevaisuuteen. Ja, guten Tag. Äh, mein... Hyvää päivää, minä olen Minä opiskelen valtiotieteitä, poliittista historiaa Maastrichtissa muutamien kumppaneiden kanssa me olemme äh, äh, kokesimme, koimme tämän Brexit-äänestyksen tällaiset ratkaisevaksi käänteetäväksi hetkeksi äh, Euroopan tulevaisuuden kannalta. Me, me olemme tietää, että meillä on tässä tällainen äh, kenties eu ratkaiseva uusi askel sitten, joka hälventää pessimismin äh, tämä, nämä meidän äh, projektimme koostuu yhdeksästä opiskelijasta, jotka tulevat useista jäsenmaista. Me, me haluamme tietysti saada etua, etua tästä näistä emotionaalisesti selkeästi ymmärrettävän selostuksen siitä, mitä EU oikeasti tekee. Hän tuntee sen tavalla yksinkertaisella tavalla niin, että se pystyy sitten mahdollisimman paljon ihmisiä saavuttamaan. Ja tietenkin tässä yhteydessä me esitämme joka käänteessä kysymyksen, miksi Eurooppa, e, ja haluamme siihen saada vastauksia. E, meillä on 50 000 ihmistä Facebookissa viikoittain, ja ja 30 500 Twitterissä tätä keskustelua käymässä. Siinä pyydämme äh, käymään äh, vuoropuhelua. Kaikki me olemme yhtä mieltä siitä, että, että tämän kansallisvaltioon palaaminen ei voi enää olla ratkaisukain. Me emme halua tietenkään, että tätä EUn nyky, nyky, nykyversiota romuttaa. Me katsomme, että mitä se pitää äh, uudistaa, mutta että se onnistuu ainoastaan yhteisvoimin. Kiitoksia teille kaikille huomestanne. Thank you. Thank you very much. Kiitoksia kovasti. Puheenjohtajat ovat nyt esittäneet, että lykätään keskustelua tästä aiheesta pääasiallisen täysistunto. Meillä on kyllä lausunto, jota ei pystytty hoitamaan pari tuntia sitten. Se täytyy nyt hoitaa ja sitten siitä eteenpäin muihin lausuntoihin. Eravar Karfel tulee puoli, kuusi piti tulla, eli ihan lyhyt puheenvuoro herra Rion ja pari muutakin, ja se siitä, ihan lyhyt vain. Monsieur le Président, euh, Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. No tietysti en tässä keskustelemaan siitä, mutta toivoisin kyllä, että tästä eteenpäin voisimme viedä tätä kysymystä eteenpäin ja olla mukana tässä prosessissa ja olla yhteydessä kansalaisiimme sen suhteen, mitä Euroopassa tapahtuu. Se olisi hyvä seuraus tälle keskustelulle, jota on nyt käyty jota, ja Ranskassa. Ja tällaista keskustelua nyt käydäänkin esimerkiksi Bolzanossa Italiassa viime viikolla. Minun mielestäni jokaisen täytyy tarttua tähän kansalaisvuoropuheluun ja saada tämä keskustelukaupunkikin täytetty, kyselykaavake täytettyä kansalaisten tai kaupunginvaltuustojen puolesta. Me emme saa odottaa loppuun asti, vaan täytyy alkaa heti nyt työhön ja olla vakuuttuneita siitä, että meidän kantamme ei saa pitää eturyhmien tai lobbareiden näkemyksenä, vaan poliittisena näkemyksenä, joka on tämän vuoden aikana kerätty jo, että sitä kuullaan ja että se välitetään Euroopan parlamentin ja neuvoston poliittisille instansseille. Ryhtykäämme siis työhön ja käynnistämme tämä Euroopan tulevaisuutta koskeva suunnitelma. Kiitos, herra von eh, Kiitoksia, hyvä puhemies. Valitan tietysti, että tänään tätä keskustelua ei voitu käydä varsinkin siitä syystä, että se on nyt ajankohtaista että komission, kun puheenjohtaja on juuri esitellyt valkoisen kirjan, valitan sitä, että kolmella puhujalla ei ollut riittävästi aikaa nyt juuri tänä hetkenä käydä keskustelua Euroopasta, kun se on nyt ajan kohtaista ja että he juoksivat pois kesken keskustelun. Tämä ei ole ensimmäinen kerta. Olemme ennenkin saaneet nähdä tätä tämän kaltaista käyttäytymistä muutama täysistunto sitten. Pelkäänpä, että tämä johtaa siihen, että paikallisviranomaisten ja Euroopan unionin ja Euroopan ja kansalaisten välinen kuilu vain kasvaa. Keskustelua pitäisi käydä nyt, kun se on ajankohtaista, kun Eurooppa kansalaista se kiinnostaa. Me emme voi sallia sellaista, että tätä lykätään kuukausitolkulla eteenpäin. Tämä on erityisen harmillista, että tänään tätä keskustelua ei kyetty käymään. Next, uh, Kira McCarthy. Yeah. Herra McCarthy. Um, Kiitos puheenjohtaja Kyllä minä nyt kuulen, mitä täällä sanotaan, että pitäisi odotella, mutta kohesiopolitiikka on oma asiansa, oma elementti toukokuukassa. Haluamme myös rakennerahastojen että mitä tulee viestintään, niin vaikuttaa, että sivutettu. Tämä viides kohta, minusta meidän täytyy enemmän myydä tätä ajatusta pohdiskelua Euroopasta – 18 paikallista tapahtumaa on tulossa 4000 ihmistäkin osallistuu. Ei pidetä odotella touko-kesäkuun, vaan viesti täytyy nyt jo lähettää eteenpäin. Olen sama herää mieltä Rujon kanssa, että meidän pitäisi varata tunti ainakin niin, että voidaan tästä viestiä ja sitten kohesiopolitiikka toukokuussa erikseen tunnin verran. Tätä ei pitäisi sivuuttaa, ei sitä nyt sivuuteta ehkä, mutta siltä se vaikuttaa kuitenkin, kun ajattelee tätä tiedonantoa. Ei tässä pitäisi yhteenpanna tätä ja kohesiopolitiikkaa. Selvä, kiitos. No joka tapauksessa muistuttaisin vielä, että meidän piti ottaa kohta kuusi jo terveydenhuoltojärjestelmät. Se piti aiemmin ottaa, nyt se otetaan, koska puoli kuudelta, äh, puoli seitsemältä tulossa kohta yhdeksän puolestaan, jossa älykkään erikoistumisen strategiat ovat tulossa, lausunto sielläkin ja Euroopan Karfel Sison on tulossa. Yritetään nyt pitää kiinni aikataulusta, olla vähän joustavia, kuten täällä nyt muu, kaikki viisi, kaikki viisi puheenjohtajakin tätä esittävät. Keskitytään tähän sitten tär- varsinaisessa täysistunnossa varata siihen kunnolla aikaa, että ihmiset todellakin saavat tilaisuuden puhua. Tehdään näin. Sopiko tämä? Ymmärrän, että tämä tilanne on mikä on, mutta jotta voidaan yhä kiinni myös tämän päivän aikataulusta ja myös huomenna tehdään näin. Eli näin sovitaan. Tämä keskustelu keskeytetään nyt. Jatketaan sitä sitten valkoisen kirjan tiimolta mukaan lukien pohdiskelu Euroopasta ja kohesiopolitiikka toukokuun täysistunnossa. Näin on päätetty ja nyt lyhyt video tämän päätteeksi ja pyydän, että Virgitta Sakredeus tulee tänne podiumille ensin video. right. Now we'll take care. No niin. Tervetuloa. Item, uh, we go back. No niin, sitten takaisin kohtaan kuusi, terveydenhuoltojärjestelmä, yhdentyminen, yhteistyö ja suorituskyky. Täällä on esittelijä Birgitta Sakredeus paikalla. Te saatte puheenvuoron alustusta varten. Voitte esitellä lausuntonne. Ja sitten on aika lailla muutosehdotuksia. Ja sitten sen jälkeen toimitetaan äänestys. Birgitta, olepa hyvä. Joo, äh, anledningen är ju att... Äh, tässähän nyt on äh, eh, ideana se, että alueiden komitea on oma aloitteisesti lähtenyt tätä asiaa selvittämään, kun äh, komissaari äh, Andro Kaittisilta, joka on terveysministeri, Äh, äh, ilahtuneena siitä, äh, siitä se taustalla on se, että komissio kahden vuoden ajan on tarkastellut terveys, terveydenhoitotilannetta eri EU-maissa. Ensimmäinen askel tältä osin jo otettu. Tämä terveys, EUn e terveysstatuksesta ja tilanteesta se valmistui viime vuonna. Nythän on selvää, että olemme suurten äh, haasteiden äh, edessä. Sairaanhoito, eh, todellakin, jos kohta terveydenhoitokin, äh, kansallista toimivaltaa EUlla ei ole mitään toimivaltaa sairaanhoidon saralla, mutta terveys sitä vastoin on minun mielestäni asia, jossa EUn tasolla on toi, toimittama. Vallankin nyt kun meillä on niin paljon haasteita, yhteisiä ongelmia – sekä alueellisella että paikallisella tasolla on tärkeää nämä terveyden ongelmat ratkaista. Perustana on tietenkin ajatus ja tarve siitä, että se terveyden ja sairaanhoitaja on tarjolla. Ja tietysti yli kulutustakin jossain vaiheessa on, mutta on tietenkin, tietenkin tärkeää, että hoitoa saadaan ja sitä on tarjolla tasapuolisesti kaikille. Kun tarkastelemme talousta, elä, talouselämää laajemminkin. Juuri nimenomaan krooniset eh, taudit eh, eh, järkyttävät taloudesta, taloudesta kapasiteettiamme. Krooniset sairaudet ovat suuri, raskas kustannuserä. Näin meidän pitäisi ensiasteen hoitoon kiinnittää paljon paljon enemmän huomiota kuin tällä hetkellä tapahtuu paitsi hoitoon, myöskin ennaltaehkäiseviin toimenpiteisiin. Puhumme tässä yhteydessä elintarvikkeiden, eli päivittäisen ruoan merkityksestä. Ja kaikki tarvitsemme muutenkin monenlaista ennaltaehkäisevää toimintaa jäsenmaissamme. Erityisesti mitä tulee vanhempiin ihmisiin, se on e-, erittäin suuri haaste Euro- Euroopan maille. Juuri se, että millä tavalla vanhuksista ja vanhenevasta väestöstä kyetään huolehtimaan kaikki tämä tietysti sitten koskee, kaikki, tämä koskee kaikkia terveyden ja sairaanhoidon tasoja. Tarvimme, tarvitsemme potilailta omaa panostusta omaan terveydenhoitoonsa. Itsehän me olemme loppujen lopuksi vastuussa omasta kunnostamme ja on todella tärkeää, että tämä huomioidaan eh, poliittisessa päätöksenteossa myöskin. Yhteinen haaste on myös siinä, että me emme toistaiseksi ole, että meillä ei tällä hetkellä ole riittävästi hoitohenkilökuntaa. Kaikki hoitoalalla toimivat tietävät, miten hankalaa hoitohenkilökuntaa on saada ja värvätä. Näin nuoria pitäisi innostaa ja kannustaa eh, terveydenhuoltoon eh, alan äh, ammatteihin valmistumaan, kouluttautumaan. Meillä on esimerkiksi erinomainen Erasmus-ohjelma, jossa äh, hoitohenkilöstö äh, auttaa toinen toisiaan parantamaan ja, ja mm, toimintaansa ja kehittymään. Siinä toivoikuutta lisää tietenkin digitaalitekniikan leviäminen ja että terveydenhuollon saralla tällä on arvaamattoman hyvä vaikutus. Me puhelimitse voidaan jo hakeutua hoidon alku, alkulähteelle ja, ja näin eh, digitaalinen uusi tekniikka sitten vielä jatkossa entisestään eh, tehostuu ja nousee arvossaan. Mitä tulee sitten eh, esimerkiksi antibioottiresistenteille, resistenteille sairauksille ja ylipäätään ihmisten antibiootti vastustuskyvyn kasvamiselle. Siinä on seuraava merkittävä haaste. E, me tarvitsemme yhteistyötä myöskin sitten erikoistuvassa hoidossa. Pitää tarkastella myöskin näitä e, hoitomenetelmiä ja niiden antamia tuloksia ja siitä sitten e, ottaa opiksemme, mikä on todella tärkeää. Nyt sitten muutama sana näistä muutosesityksistä, joita koko tukku on Yksi on muutosehdotus kolme. Et, et, et esimerkiksi siirtolaisuus voi usein johtaa psy, psyykkiseen tai mielenterveyden ongelmiin. Ja tässä tietysti en, en, en halua osoittaa sormella mitään erityisryhmää mutta tässähän lausunnossa on kysymys tällaista yleisistä suuntaviivoista. Mitä tulee sitten muutosehdotukseen kuusi, siinä kuulutetaan laadukasta hoitoa, joka se edellyttää tietenkin potilaan ja lääkärin välistä luottamusta. Ja jos potilas haluaa valita hoitajansa, hoitavan eh, henkilökuntansa, niin se tietenkin edellyttää eh, molemmin puolista eh, luottamusta. Tämä numero kuusi siinä mielessä tullaan todenneeksi, koska ei sitä saa liikaakaan painottaa. Sitten seuraavassa niin ikään voimme todeta, että ei aina kuitenkaan julkinen valta, ei julkiset järjestelmät tätä terveydenhoitoa suinkaan rahoita. Monissa maissa on vakuutusperusteisia ratkaisuja. Ja, ja sehän on totta, e, kaikki, kaikki jo sairaanhoito ei enää rahoitu julkisin varoin, vaan siinä tarvitaan, tarvitaan yksityis Äh, yksityisiä palveluja myöskin. Se oli tämä tästä numerosta seitsemän. E, e, kiitoksia, että kuuntelitte ja myöskin avustajani ja asiantuntijani Erik on tässä ollut suureksi avuksi ja kaikki virkamiehet täällä taustalla ovat vaikuttaneet äh, äh, ratkaisevalla tavalla. Toivottavasti tulee nyt hyvä keskustelu aiheesta. Selvä. Kiitos. Onko puheenvuoropyyntöjä? vai hoidetaanko suoraan äänestys muutosehdotuksista, eli muutosehdotukset, no yksi, Esittelijä puoltaa. Äänet puolesta. Äänestäkää. Kiitos vastaan. Ei, kukaan ei hyväksytty. Muutosehdotus kaksi, jos se hyväksytään, siis esittelijän kaksi r jos se hyväksytään, muutosehdotus kaksi raukeaa. Äänestämme esittelijän muutosehdotuksesta äänet puolesta, Niitä jos vastaan ei hyväksytty, kakkonen raukeaa. Sitten muutosehdotus kolme, esittelijät vastustaa, äänet puolesta. Kiitos vastaan. Enemmistö puoltaa, hyväksytty. Muutosehdotus 4. Ensin esittelijä muutosehdotus 4R, jossa hyväksytään muutosehdotus 4 raukeaa. Äänet Neljä R puolesta. Kiitos vastaan. Ei hyväksytty. Neljä raukeaa. Muutosehdotus 5R esittelijältä, jos se hyväksytään muutosehdotus 5 raukeaa äänet 5 r puolesta. Kiitos vastaan. Ei, eli hyväksytty. Sitten 6 esittelijä Herra Vedersen, olkaa hyvä. Ja tak for ordet. I Danmark der gennemfører vi faktisk patienttilfredshedsundersøgelser hver eneste år, og der er 95-96 procent. Äh, kiitoksia. Äh, äh, Tanskassahan on ollut tällaisia tyytyväisyysselvityksiä. Tut, 85 prosenttisesti ollaan oltu tyytyväisiä hoitoon, mutta sitten loput näkevät nämän tiedon puutteen juuri pahimpana pullon, pullonkaulana. Sen vuoksi haluaisimme, että meidän muutosehdotuksemme hyväksyt, hyväksyttäisiin. Potilaat haluavat lisää tietoa ja, ja, ja tietoa jo ennen kuin kirjautuvat sairaalaan. Ja hyvin kattavasti ja varhaisessa vaiheessa pyydän, että hyväksytte. Yes. Esittelijä. Mr. Peter. No, haluan tässä muistuttaa siitä, että, että tässä puhutaan sekä avoimesta että suljetusta hoidosta. Ei, ei, ei, tätä voida, ei, ei näin voi todeta, että, että ennen kuin potilaat ote, otetaan tai sisälle, niin kuin, sanot, niin kuin sanottaan. sanotaan. Ei, kaikki, kaikki ei välttämättä tapahdu näin kaikissa tapauksissa. Tämä ei ole totuudenmukainen tämä sanamuoto, siksi sitä ei voi hyväksyä. Selvä, herra Bohr. President, I, Hyvä puheenjohtaja. Tässä mielestäni on kyllä vähän huonoa sanamuotoa. Yhdistyneen kuningaskunnan tilanne muistuttaa kovasti sitä, mikä Tanskassa on vallalla. Meillä voi mennä nettisivuille ja sieltä voi valita sairaalan, ei pelkästään sitä, vaan myös mikä lääkärin luo haluaa mennä sairaalassa ja saada sieltä hoitoa. Meillä tällainen järjestelmä nyt jo on. Mutta vähän kyllä huolittaa tämä sanamuoto. Se on tässä hiukan nyt kyllä tällainen löyhä. Siinä ei nimittäin oteta tämän hetken tilannetta huomioon jossakin jäsenvaltiossa. Alright. Selvä. Kiitos. Nyt täytyy äänestää tähtä äänet kuutosen puolesta. Kiitos ja vastaan. Koneäänestys tästä muutosehdotuksesta kuusi juu tai ei. Esittele vastustaa. I've lost my this, so can you turn it a bit so this, so that I can see what it is. Oh, yes, for sure. Yeah, Okay, we can uh, close. No niin, nyt voidaan lopettaa Tätä äänestys enemmistö vastustaa. Hylätty näin ollen. Muutosehdotus 7. Esitteli vastustaa äänet puolesta. Kiitos ja vastaan. Enemmistö vastustaa. Hylätty. Muutosehdotus 8. Esitteli vastustaa äänet puolesta. Ajara Petersen ensin. Jeg synes, det forslag, der ligger her, det är er sådan lite øh, flott. Minusta Tämä on tällä, tällä Florence Nightingale-tyyppinen ehdotus. Tässä eh, eh, jos me nämä, näitä, eh, näitä, tätä alaa kehus, kehuskelemme kovasti, niin sitten kaikki sankoin joukoin ovat paukkoin tulevat opiskelemaan tätä. Ei se näin varmaankaan näin käy minun mielestäni äh, tätä, äh, äh, kannata tätä meidän muutosehdotusta. Jos me haluamme rekrytoida väkeä, sen täytyy tapahtua muilla, muilla perusteilla kuin pelkä, pel, pelkästään vetoamalla siihen, miten arvokasta työtä tehdään. Ja rouva esittelijä. När joo, Kun minä tapasin verkostossa ihmisiä, niin kysyn heiltä sitä, mitä meidän pitäisi tehdä, kun hoitohenkilökunta pakenee Itä-Euroopasta, Länsi-Eurooppa. Näinhän nimenomaan on. Hoitohenkilökunta ei jää Itä-Eurooppaan, vaan pakenee sieltä Länsi-Eurooppaan. Eikä se ole solidaarista. Ei ole solidaarista, että meillä on niin suuret erot, kun kysymys on hoitosektorin henkilökunnasta. Ja esitin tämän kysymyksen silloin komission virkamies toivoi sitä, että panostus eurooppalaiseen solidaarisuusyksikköön johtaisi siihen, että todellakin voitaisiin saada aikaiseksi solidaarisuutta sen suhteen, että ollaan työssä toisessa maassa, joka välttämättä ei ole niin pitkällä terveydenhoidossa. Tehän tiedätte, että monet nuoret haluavat esimerkiksi hoitohenkilökunnasta matkustaa vaikka Afrikkaan työskentelemään. Ja jos on tässä jossain muussa Euroopassa maissa, niin meidän täytyy ajatella sitä, että haluamme auttaa solidaarisesti toinen toistamme. Ja <clears throat> olemme myös sitä mieltä, että hoitoalalla voi olla monia nuoria, jotka ovat kiinnostuneita näistä töistä. Se voisi olla yksi osa hoidosta, että saataisiin inspiraatiota tästä. Ja jos se tuota inspiraatiota saataisiin muiltakin aloilta, että tehdään työtä solidaarisesti Euroopassa, niin nimenomaan tässä asiakirjassa on otettu se esille yhtenä tapana. Ja komission virkamies otti tämän asian siis esille. Okay, thank you. We need to... Kiitoksia. Nyt täytyy toimittaa äänestys. Esittele vastustaa äänet puolesta. Kiitos. Vastaan. Enemmistö vastustaa. Hylätty. Muutosehdotus 9. Esittelijä puoltaa. Äänet puolesta. Kiitos ja vastaan. Ei hyväksytty. Sitten esittelen muutosehdotus 10 R, jos se hyväksytään muutosehdotus 10 raukeaa. Äänet esittelijän ehdotuksen puolesta Kiitos vastaan. Ei hyväksytty. 10 raukeaa. Ja nyt loppuäänestys koko lausunnosta näin muutettuna. Äänet lausunnon puolesta. Kiitos vastaan. Yksi. Tyhjää. Ei. Hyväksytty. Onnittelut rouva esittelijälle. Okay, we are ready to move to the next uh, issue, which is... Ja sitten mennään seuraavaan aiheeseen älykkään erikoistumisen strategia, että siitä keskustellaan. Toivon tervetulleeksi varsinkin entisen puheenjohtajamme ja nyt Euroopan varapuhemiehen herra Valkartel Sisson. As well, uh... Niin ikään kutsumme esittelijän paikalle Mikkel Iruhon. Tervetuloa podiumille. Yeah, sure. Okei. Okay, uh... Selvä. Kun odotellaan tässä nyt esittelijän, niin minä vähän johdattelen. Yksi lisäjuttu, joka aika kivasti kytkeytyy tähän Nimittäin oma palkinto, joka joka toinen vuosi jaetaan. Komissio sen julkaisee huomenna, Carlos Mueva sen julkistaa huomenna virallisesti, mutta kun alueiden ja paikallisyhteisöjen jäsenetkin siihen osallistuvat ja halusivat sieltäkin kertoa tämän tiedon. Eli virallisesti se käynnistetään kyllä vasta huomenna – Voisin kertoa kriteeristäkin, mutta ehkä olisi parempi, että he kertovat huomenna virallisesti asiasta. Ja lähetän kirjeen siitä jäsenillekin tästä kilpailusta. Amsterdam on ollut tässä mukana, e- sitä ennen Barcelona ja nyt kolmas innovaatiopääkaupunki on tulossa. Ja viime vuonna me olimme mukana järjestämässä palkintojen jakoa meidän tiloissamme. Siellä oli monta finalistia paikalla ja kolme voittajaa saivat erityispalkinnon kukin rahakin, aika lailla jopa rahaa, että voivat levittää tuloksia laajemminkin ja luoda ikään kuin yhteistyövälinettä, joka perustuu uuteen kehitykseen kaupungeissa. Eli pitäkää tämä mielessä ja kertokaa omissa kaupungeissannekin tästä, että voivat osallistua. Mutta nyt johdattelen ensin tähän aiheeseen ja ehkä esittelijä voi lyhyesti alustaa tätä lausuntoa. Olemme erityisen iloisia siitä, että Ramon Luis Carfel Sisonkin on täällä. Hän on valmistelemassa mietintöä parlamentissa ja nyt voidaan mennä perusteellisemmin näihin asioihin, selittää lausunnossa, mikä on meidän näkemyksemme, mitkä olisivat seuraavat vaiheet älykkäässä erikoistumisessa, varsinkin ajatellaan yhteiskunnan innovaatioita, kehityskulkuja koko Euroopassa. Eli oppien yhteistyötä tehden, kumppanuuksia luoden älykkäällä erikoistumisella. Mikkel Ruho, olepa hyvä. Okay, thank you. Mr. President, I will speak in Bas. Aio puhua Baskia. Ta, gainera ore, ore bat da niretzat hemen Nafarro. Minulla on todellakin kunnia edustaa täällä Navarraa ja ensimmäistä kertaa voin puhua omalla äidinkielelläni, baskin kielellä. Puhun nimenomaan älykkäästä erikoistumisesta, tästä lausunnosta, jota me olemme tämän asian tiimoilta laattineet. Eurooppa 2020 strategiakin mainitsee tämän strategian. On kyse kestävyydestä. Tämä on totta kai tavoite. Tavoitteita on useampiakin. Täystyöllisyys, kielten oppiminen, energiaa ja paljon muutakin pitäisi toteuttaa strategian puitteissa. Älykkään erikoistumisen strategia on yksi malli, jota voidaan toteuttaa eri aloilla taloudessa, jotta voidaan saada aikaan kehitystä. Tässä on kyse nimenomaan alueista, joilla on merkittäviä mahdollisuuksia erikoistumiseen, omaa kykyä kehittyä erityisesti niin, että voitaisiin vielä laajentaa mahdollisuuksia ja niitä varoja, jotka ovat aika rajalliset tällä hetkellä. Tässä on joka tapauksessa kyse ensimmäisestä askeleesta. Tavoitteena on saada enemmän liikkeelle voimavaroja ja todellakin edistää yhteistyötä alueiden kesken ja yli rajojenkin. Tarkoitus on kehittää ylipäätään Euroopan teollisuutta hyödyntäen yhteistyöhankkeita, jotka olisivat mahdollisimman lähellä näitä alueita. Kuten jo mainitsinkin, 2003 on yksi vertailuarvio, arvo, on haluttu, että haluttaisiin tätä tavoitetta toteuttaa, toteuttaa tietynlaista taloudellista mallia, kehittää ennen kaikkea vaihtoa tällä saralla. Kuitenkin niin, että monimuotoisuutta kunnioitetaan. Täällä Franz Timmermans joulukuussa totesi, että on 20 jäsenvaltioita. Ne, jotka ovat pieniä ja sitten ne, jotka eivät tiedä, että ovat pieniä. Tästä syystä lausunnossa tämäkin näytös on erittäin tärkeä, kun ajatellaan tutkimusta ja kehitystä ja seitsemää tutkimuksen puiteohjelmaakin, niin on erittäin tärkeää kehittää yhteisvaikutusta innovaatiojärjestelmissä. Yksi paikallinen esimerkki voitaisiin mainita, mutta varmaan se kyllä kuvastaa laajemmin tätä. Navarrassa me olemme laboratoriot kehittäneet ja meillä on siellä teknologiakeskus ja siellä on haluttu neljä keskusta rakennettu Euroopassa muuallakin. On kyse investoinneista 50 miljoonasta, eli aika paljon rahaa. Tähän on investoitu paljon rahaa laboratorioihin. Yhdysvalloissa ja Kiinassa on vain yksi tämän tyyppinen laboratorio siis kummassakin maassa, USA Kiinassa. Totta kai pitää paikkaansa, että jokainen alue ja jäsenvaltio joutuu kunnioittamaan omaa itsenäisyyttään, mutta kuitenkin tämä on tosi asia, että tällaisia investointeja tehdään. Ja tässä on vuorovaikutusta ennen ja tässä tarvitaan yhteistä strategiaa. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että tarvitaan yhteisvaikutusta, jotta voidaan tehokkaa lisätä Euroopan taloudessa. Tämän lisäksi on tarpeellisempaa kuin koskaan päästä toiselle tasolle niin, että tehdä yhteistyötä, tuntea muiden alueiden kanssa, vaihtaa tietoa, jotta saadaan aikaan konkreettisissa kysymyksissä yhteisvaikutusta niin, että saadaan todellista alueellista arvoketjua. Esimerkiksi voidaan tehdä yhteistyötä tutkijavaihdossa, infrastruktuuria voidaan vaihtaa, olla yhteydessä yrityksiin ja totta kai tämän myötä voitaisiin osaamista kehittää Euroopassa niin, että voidaan kilpailla – globaalissa maailmassa tästä. Yksi perustaja ISISistä mainitsi, että Euroopan rakentaminen on tapahtunut askel askeleelta ja varmaan niin onkin. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että me voitaisimme viedä tätä eteenpäin tämänkin lausunnon myötä. Ei ole aluetta tai jäsenvaltio, joka yksin voisi innovaatiopolitiikkaa tehokkaasti viedä eteenpäin, ellei harjoita yhteistyötä ja vaihdeta vastavuoroisesti, luoda yhteisvaikutusta alueiden kesken innovaatiokysymyksissä ja pyrkiä välttämään päällekkäisyyttä investoinnissa, eli käytetään rakennerahastoja. Se on yksi tavoite kaikille toimielimille Euroopan unionissa, totta kai mukaan lukien AK. Kiitoksia kovasti. Thank you for the... Kiitoksia tästä alustuksesta ja nyt herra Valcarcel Siso. And I will have uh, in Spanish. Nyt Espanjaa. Tässä kuullaan Espanjan eri versioita. Please. Muchas gracias. Kiitos kovasti, herra on puheenjohtaja, hyvä herra Markkula, hyvä herra varapuheenjohtaja, herra Lampers, hyvät naiset ja herrat, herra Mikel Iruho, kiitos tästä lausunnosta. Hyvät ystävät, Tehän tiedätte varsin hyvin, että minulle tämä on kunnia, että voin täällä nyt olla komitean edessä, vaikka lähes 20 vuotta kyllä täällä olin jäsenenä. Ja olin myös puheenjohtaja ennen kuin minusta tuli parlamentin jäsen. Eli täällä olen ihan kuin kotonani. Hyvät naiset ja herrat, en peittele teille peittele teiltä mitään, että Eurooppa elää vaikeita aikoja, hyvinkin vaikeita aikoja. Tänä vuonna 2017, kun nimenomaan me juhlimme nyt Rooman sopimuksen 60 päivää, on paljon, ehkä liikaakin haasteita, joista pitäisi selvitä. Yhdistyneen kuningaskunnan lähtö Euroopan unionista, terrorismin torjunta tai se, että populismi nostaa yhä enemmän päätään – Näihinkin pitäisi tarjota enemmän yhteisöpolitiikkaa vastauksina kansalaisten ongelmiin vastauksia, että kansalaiset tuntisivat olevansa lähempänä toimielimiä. Te, kun edustatte alue- ja paikallisyhteisöjä, ovat elintärkeitä toimijoita tässä prosessissa. Kun ajatellaan niitä hankkeita, joita tuetaan EUn varoilla, kaupungin talot ja kunnat käynnistävät monia hankkeita ja näin EU voi auttaa kansalaisia rakentamaan parempaa tulevaisuutta. Siksi haluaisin käyttää tätä tilaisuutta hyväkseni, toistaakseni vielä minun tukeni ja sitoumukseni tämän komitean rinnalla. Olen käytettävissä ei pelkästään aluekehitysvaliokunnan jäsenenä, vaan myös Euroopan parlamentin varapuheenmiehenä – jonka vastuulla ovat suhteet Euroopan parlamentin ja alueen komitean välillä. Tänä iltapäivänä me keskustelemme erittäin tärkeästä teemasta, nimittäin älykkään erikoistumisen strategiat. Ja hyvin keskeisenä ajankohtana, koska toukokuussa komissio aikoo käyn julkaista tiedonannon näistä strategioista Siksi tämä lausunto varmasti palvelee myös sitä tarkoitusta, että komissio saa kuulla alueen paikallisviranomaisten ajatuksia aiheesta. Älykään erikoistumisen strategiat ovat olleet yhteisen panos sille, että saadaan uutta pontta laadukkaiden työpaikkojen luomiselle paremmalle tulevaisuudelle, niin että alueet saavat uusia mahdollisuuksia nykyaikaistaa rakenteitaan ja luoda innovatiivisia keskuksia niin, että ollaan kilpailukykyisiä maailmallakin. Herra Iruhon valmistama lausunto käsittelee kaikkein tärkeimpiä kysymyksiä, jotka tänä päivänä ovat mielissämme. Tässä viittaa muun muassa tarpeeseen siihen, siihen tarpeeseen, että strategiat ovat alueellisia, eikä sitä tehtäisi vain kansallisella tasolla. On myös tarvetta kehittää monen tason hallintoa niin, että mukaan saadaan monia toimijoita, kun luodaan strategioita. Yhtä lailla on tärkeää saattaa jatkuvasti päätöksen strategioiden tarkistamista niin, että mukana on mahdollisimman paljon toimijoita käyttämällä erilaisia seurantamekanismeja, jotta me päästäisimme eteenpäin ja saataisiin tehokasta toimintaa strategioiden pohjalla, varsinkin kun olemme saaneet jo tuloksia ja täytäntöönpanosta on kokemuksia saatu. Niin ikään esittelijä ottaa esille sen merkityksen, mikä on yhteisvaikutuksella, niin että voidaan kehittää yhteistyötä alueiden kesken, lisätä osaamiskeskuksia lisäarvon luomiseksi alueet voivat vaihtaa käytäntöjä, vahvistaa näin omia hankkeitaan ja lisätä omia valmiuksiaan, jotta saadaan aikaan kilpailukykyisempää taloutta ja luoda myös laadukkaita työpaikkoja. Lopuksi haluaisin ottaa esille vielä esittelen suositukset, kun ollaan välitarkastelua tekemässä strategioissa. Erityisesti mainitsisin ne tarkistusmekanismit ja muut välineet, joita on käytetty horisontti 2020 tai horisont, ö, Juncker-suunnitelmasta. Eli tätäkin on syytä miettiä näinä aikoina. Hyvät naiset ja herrat, hyvät ystävät, tämä AKn lausunto luonnos on erittäin rakentava panos strategioita kohennettaessa. Kun 2014-2020 kaudesta kyse ja mietitään kohesiopolitiikkaa ja vaatimuksia jo etukäteen Euroopan parlamentin mietintö, jota olen itse ollut laatimassa esittelijänä, on ottanut esille myös älykkäät, älykkäiden erikoistumisen strategiat. Me joudumme paneutumaan tähän, jotta sen vaikutus olisi vielä parempi. Lausuntoluonnoskin tuo oman panoksensa tähän ajatteluun, jota komissio varmasti jatkaa omassa tiedonannossaan. Kun parlamentissa olen mietintöä laatimassa ollut, sain järjestää tapaamisenkin eri tahojen kanssa eri alueilta. Asiantuntijoitakin oli mukana luonnollisesti haluan kiittää tästä pohdiskelusta, koska se on ollut hyvin merkittävää sekin, ja ne ovat osa myös päätöslauselma, joka hyväksytään parlamentissa aikanaan. Ja aivan lopuksi toteaisin, että haluaisin kertoa, miten sitoutunut minä olen kehittämään tehokasta täytäntöönpanoa kohesiopolitiikassa Euroopan unionissa ja varmaan, varmaankin erityisesti tässä 3S. Ja toteaisin, että tehokas hallinnointi ja tulokset ja vaikutukset ovat olennaisia, kun me keskustelemme ylipäätään aluepolitiikan tulevaisuudesta. Kuitenkin haluamme kiistatta puolustaa solidaarisuuspolitiikkaa, kohesiopolitiikkaa, jotka ovat Euroopan unionin merkityksen ytimessä. Tiedän, että julkinen kuuleminenkin, joka komissio käynnisti, on herättänyt paljon keskustelua S3. Ja siinä on kiinnitty huomiota niihin panoksiin, joita on tarjottu. Totta, minäkin seuraan hyvin tarkkaan työtä täällä, kuten myös komission julkaisema tiedonanto aikanaan. Ja myös RIS 3 konferenssi, joka kesäkuussa Helsingissä järjestetään. Kaiken tämän pohjalta voimme eritellä teemaa tehden hyvää yhteistyötä AK kanssa, mikä sekin on erittäin tärkeää. Ja varmasti tämä tuo täytäntöpanon oman värinsä. Se on tärkeää, kun kohesiopolitiikkaa täytäntöön pannaan, kuten myös älykkään erikoistumisen strategioita kaikissa, kaikilla alueilla. Kiitoksia kovasti. Right, uh, thank you. Uh... Kiitoksia. Onko puheenvuoropyyntöjä jäseniltä? Edustaja McCarthy. Kiitoksia. Hyvä puheenjohtaja. Mielestäni tässä on kyseessä erittäin tärkeä lausunto ja siinä nivotaan yhteen kaikki tärkeät innovaatio-ohjelman asiat, joita me olemme itse vieneet täällä eteenpäin kahden vuoden ajan. Tämä on oikea aikainen ja nyt on oikea aika tarkastella myöskin näitä prosesseja, jotka liittyvät älykkäisen erikoistumiseen. Hyvä puheenjohtaja, olemme vieneet tätä älykästä e- erikoistumista eteenpäin voimakkaasti ja tarkastelleet myös sen vaikutusta yhteiskuntaan. Olet aivan oikeassa, että alueiden komitea on oikea foorumi tälle, sillä meillä on erilaiset teidän kirjoittaminen kirja, meillä on erilaiset foorumit, joissa näitä asioita käsitellään ja Älykäs erikoistuminen. Nämä innovaatiohubit, keskiöt ovat tällaisia ikään kuin majakoita, joiden avulla voimme luovia eteenpäin ja myös jakaa parhaita käytäntöjä. Viime vuoden lopussa sain nähdä, että tar- komissio ryhtyi tarkastelemaan rahoitustarpeita tällä alalla ja minusta me tarvitsemme selkeämpää älykästä analyysiä, jossa hyödynnetään komission ja äh, alueiden komitean työtä ja haluaisin myös onnitella esittelijää tämä, tästä lausunnosta. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Thank you, thank you. Let me just pass one. Kiitoksia, kiitoksia. Yksi ehdotus tässä eteenpäin MEPillemme. Ramon Luis, yksi näistä pääasioista, joita olet parlamentissa hoitanut varsinkin tässä ajassa, jossa erikoistumista tarvitaan, niin haluamme rohkaista alueita, jotka ovat, joilla on sama intressi, joilla on sama temaattinen kiinnostuksen kohde. Ja, ja eh, näin ollen alueet ovat tässä suhteessa tärkeässä asemassa ja siksi myös Euroopan tutkimuskeskuksen työ on erittäin tärkeää ja sieltä tuleva tieto ja se, millä tavalla nämä älykkään erikoistumisen ohjelmat toimivat. Tämän ehdottomasti haluaisin täällä ottaa esille, jotta voisitte viedä sitä eteenpäin ja voimme työstää sitä eteenpäin. Ja mielestäni se sopii hyvin tämän ö, lausunnon kanssa yhteen niin, että esittelijä voi sitten työstää sitä ja täytäntöönpanna sitä Yksi päätehtävistämmehän on se, että työskentelemme yhdessä parlamentin kanssa tämän lausunnon parissa. Työtä ei saa pysäyttää siihen, kun lausunto hyväksytään, vaan sitten vasta oikea työ alkaa. Se, millä tavalla hyvät ajatukset saadaan täytäntöön pantua. Tässä on oikein loistava esimerkki meidän alueiden komitean ja parlamentin välistä yhteistyöstä, jolla saadaan aikaiseksi todellista lisäarvoa kaupungeista ja alueista. Esittelijä, haluatteko ottaa kantaa tähän palautteeseen, jota saitte parlamentille tästä näistä puheenvuorosta? Hetkinen, siellä vielä rouva haluaa puheenvuoron. Ja. Gerne. Ja, ich wollte dem Berichterstatter auch ganz herzlich danken für seine Ausführungen, den ich äh, weit... Haluan kiittää esittelijä äh, alustuksesta. Minulla on koko joukko muutosehdotuksia tehtynä erityisesti erääseen kohtaan. Haluan ilmaista eriävä mielipiteeni tämän innovaatiostrategian ja tämän yhteiset ponnistukset ovat hukkaan valuneet. Sitä en hyväksy, mutta minun mielestäni seuraavaksi nämä alueet, alueet velvollisuus eh, on vahvistuttava silloin, kun ajatellaan tätä eh, se, eh, erikoistumista ja muuta, niin sitä jollakin tavalla sitten pitäisi supistaa tai jollakin tavalla heikentää. Jos ajatellaan näitä alueellisia, paikallisia toimijoita, silloinhan meillä täytyy analysoida nyky, nykyinen tilanne, hahmo, hahmo, hahmottaa sitten omat tavoitteemme ja sitten sen mukaan sopia tavoitte, toimenpiteistämme. Sen vuoksi minä haluaisin täysin pitkälle meneviä velvoittavia toimenpiteitä ehkä kontraproduktiivisina kääntyvät e-, itseään vastaan, koska silloin sitten tavallaan Äh, ehkä kuristavat tätä innovatiivisuutta ja keks, keksiläisyyttä. Äh, nämä muutosehdotukset äh, on jo jotkut menneet läpi, jotka, jotka nimenomaan sitten pyrkivät tätä meidän alueellamme. Me ö, olemme hyvin paljon keskittyneet sisältöön, koska se on tällainen yleinen Eh, innovaatiostrategian hyväksyntä on, on olennaista. Me haluamme säilyttää sitten vapauden noissa alueilla itse päättää, miltä tämä innovaatio, innovaatiopolitiikka sitten näyttää. Mr. Rapporteur, short... Uh Kiitoksia. Hyvä esittelijä. Lyhyesti palautan siitä, mitä kuulitte, ja sitten ryhdytään äänestämään tarkistuksesta, äh, muutosehdotuksesta, anteeksi. Haluaisin sen verran kommentoida, että pitää paikkansa, kuten herra Valkarfel totesi, lausunto osuu hyvän ajankohtaan pari päivää ennen kuin päättyy määräaika julkisessa kuulemisessa, jonka komissio käynnisti pari kuukautta ennen kuin saadaan komission tiedonanto. Todellakin Toivomme, että AK ei pystyy myös osallistumaan 12. päivä kesäkuuta Helsingin kokoukseen. Tämä niin ikään on paikkansa pitävä, että tässä lausunnon yhteydessä kuultiin monta aluetta. Minä olin yhteydessä oman alueeni edustustoon ja muihin edustustoihinkin, jotka edustavat muita alueita. Jatkuvasti olemme olleet yhteydessä hyvin sujuvassa hengessä ja sieltä tuli erilaisia näkemyksiä, erilaisia todellisuuksista, jotka näkyvät tässäkin lausunnossa. Millään muotoa sana sääntely ole minnekään kadonnut, eikä se tarkoita mitenkään sitä, että rajoitetaan alueiden mahdollisuuksia, ei ollenkaan, Tämä ensinnä ja sitten toiseksi totta kai jousto säilyy. Totta kai tämäkin lausunto haluaa sen ottaa esillä. RIS 3 tarkoittaa valmiuksia alueellisella tasolla ja myös se, mitä voitaisiin jakaa jäsenvaltioiden ja alueiden kesken myös valmiuksia. Hyvä, niin tästä olemme samaa mieltä, mutta huomatkaa myös, että alueellinen Monin ilmeisyys on valtavaa täällä Euroopassa. On paljon alueita, jotka ovat halunneet enemmän tukea, varsinkin komissiolta, jotta voisivat soveltaa, kehittää älykkään strategioita. Ja tätä ajaa takaa myös lausunto, että selvennetään vähän tarkemmin tätä, että 2013 oli vuosi, jolloin tästä tuli takautuva pakko pakko ikään kuin käyttää rakennerahastojen varoja monilla alueilla. Monilla on hyviäkin valmiuksia, vaikka pieniäkin alueita ovat. Ja sitten totta kai syrjäisimmät alueetkin haluavat enemmän tukea. Ja myös, että komissio selventäisi tarkemmin sitä, mitä pitäisi tehdä, jotta voitaisiin asianmukaisesti risk kolmosta täytäntöönpanoa. Että tiedettäisiin, mikä tämä risk kolme on strategiana, kuten lausunnossa totean, RIS kolme on myös alueellista toimintaa. Sen täytyy palvella yhteistyötä alueiden kesken, että voidaan alueellisia arvoketjuja luoda ja saada aika myönteistä kehitystä. Eli tämä lausunto ei pyri millään tavallaan joustoa viemään alueelta tai rajoittamaan heidän toimintaansa, vaan että kaikki alueet Euroopassa voisivat samaa tahtia täytäntöön panna tyydyttävällä tataa tätä. Koko mantereella pitäisi tätä äh, strategiaa hyödyntää. Okay, and now we want to thank... Uh... No niin. Haluamme kiittää tässä Valkarstelia mm, siitä, että hän tuli tänne paikan päälle. Ja nyt äänestämme muutosehdotuksista ja muutaman jälkeen pyydämme sitten Karl Heinziltä puheenjohtajaksi. Tar- muutosehdotus yksi. Esittelijän puolesta, puolesta vastaan. Enemmistö puolesta hyväksytty. Toinen kielellinen, joka vaikuttaa vain kreikan kieleen. Tämä siis hoidetaan. Kolme puolesta Kolme. Siis pu- puolesta vastaan. Enemmistö kannatti. Hyväksytty neljä puolesta vastaan. Ei kukaan hyväksytty. Ja tarkistus viisi puolesta vastaan. Tyhjä ja enemmistö puolesta. Kuusi R-esittelijältä puolesta vastaan. Ei kukaan hyväksytty. Kuusi raukkeaa. Seitsemän esittelijältä, seitsemän R-esittelijältä puolesta vastaan enemmistöpuolesta Seitsemän ja kahdeksan raukeavat yhdeksän puolesta. Kiitoksia vastaan. Hyväksytty. 10 R kattaa 10, 11, 12, 13, 14 puolesta vastaan ei kukaan. Hyväksytty. Näin päästään muutosehdotuksen 15. Esittelijän vastaan. Puolesta vastaan. Enemmistö vastaan. Hylätty. 16. Esittelijä puoltaa. Ne, jotka puoltavat, äänestäkää nyt. Kiitos vastaan enemmistö puoltaan. Hyväksytty. 17 ja 18 identtiset. Niistä äänestetään yksi esittelen vastaan. Puu- vastaan. Enemmistö vastaan. Ja 19 esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Enemmistö puoltaan hyväksytty ja näin sitten meillä on suullinen kompromissi, joka koskee 20, 21, 23 ja esittelijä, olkaa hyvä. Yes, I would like to intervene because... Haluaisin puhua, koska tässä tuli ihan viime metreillä kompromissi. Se näkyy nyt tuolla ruudulla, mutta tämä sana regulatory häviäisi, sääntely häviäisi, ensure ja encourage. Regulatory sana häviää, sinne tulee ensure ja encourage. Puolesta, suullinen kompromissi siis kyseessä, puolesta vastaan, ei kukaan hyväksytty. 2021-2023 raukeavat. Ja myös toinen suullinen kompromissi 23-24 esittelijä. It's on the screen now. Can we vote on that? Those in favor of... Äänestä tästä. Suullinen äh, näkyy tällä seinällä puolesta vastaan. Suullinen kompromissi hyväksytty. Muut raukeavat. 25 Jälleen kerran suullinen kompromissi 25, 26, 27 raukeavat. Tässä hyväksytään, se löytyy myös täältä taululta. Äänestetään puolesta. Vastaan. Ei kukaan hyväksytty. Näin 25-27 raukeavat. 28 R. Jos hyväksytään, 28 raukeaa. Esittelijän tarkistuksen puolesta vastaan. Ei kukaan hyväksytty. 29 esittelijä puoltaa. Kukaan ei vastusta. Näin tämä on hyväksytty 30 esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Ei kukaan hyväksytty. 31 jälleen esittelijä puoltaa. Ne, jotka puoltavat äänestäkää nyt vastaan. Muutama, mutta enemmistö puoltaa 32 esittelijä puoltaa vastaan. Kaikki puoltavat hyväksytty. Sitten 33. Jos tämä hyväksytään, niin silloin se raukeaa. 33 puolesta vastaan enemmistö on vastaan, eli hylätty. 34 Esittelijä puoltaa puolesta vastaan. Enemmistö puoltaa hyväksytty. Esittelen tarkastus 35R, jos hyväksytään, niin 35-36 raukeavat puolesta vastaan. Ei näytä olevan kukaan hyväksytty. 37 esittelijä puoltaa puolesta vastaan enemmistö puolesta. 38 esittelee puolesta vastaan enemmistö puolustaa. 39.40. Suullinen kompromissi näkyy täällä ylhäällä. Se on esitellyt äänestään siitä puolesta vastaan. Ei kukaan näin hyväksytty. 41. Esittelijä vastustaa puolesta. Vastaan. Enemmistö vastustaa hylätty. 42. 42. Esittelijä puolustaa puolesta. Vastaan. Hyväksytty. 43 esittelijä puoltaan, puolesta vastaan enemmistö puolus, puoltaan hyväksytty tarkistus esittelijältä 44R, jos se hyväksytään, niin 44, 45, 46, 47, 48, kaikki raukeavat. Esittelijän tarkistuksen puol- puoltajat äänestäkää vastaan enemmistö puoltaan. Näin hyväksytty. Ja 48 asti kaikki raukeaa. Esittelijä. 49. Esittelijä. Ja lyhyesti baskiksi halusin vain sanoa tästä, että tästä kehotetaan Euroopan unionin komissiota toimimaan – kun on kyse siitä, että voitaisiin luoda komitea konkreettisesti tukemaan. Ja me haluamme, että olisi jonkinlaista seurantaa, että tämä olisi vain yksittäinen toimi, vaan tällainen työryhmä syntyisi, sitä kehitettäisiin. Tällaisen haluamme esittää. Thank you. Uh, let's vote on that. Kiitos. äänestään tästä 49 puolesta vastaan. Ei kukaan näin hyväksytty. Ja näin äänestetään sitten koko lausunnosta muutettuna puolesta vastaan. Ei kukaan tyhjiä, ei kukaan yksimielisesti hyväksytty. Onnittelut esittelijälle. I'll have uh, two announcements. Uh... Kaksi ilmoitusasiaa eh, salin ulkopuolella on valokuvaaja, joka ottaa mielellään kuva, kuvia uusista jäsenistä. Eli on paikalla yhdeksään asti. Ja ää, eh, meillä on eh, tämän palaverin päätteeksi, päätteeksi ää, alueiden komitean tiloissa Maltan vastaanotto kaikki kun siellä on valmista, niin sitten siellä ravintolatiloissa meillä on äh, vastaanotto. Karl Heinz saa nyt äh, puheenjohtajan äh, nujan. Minä, minä joudun nyt lähtemään Roomaan. Siellä on paljon kokouksia digitalisoinnista ja huomenna ja perjantaina olen siellä sitten edustamassa meitä, meitä kaikkia lauantain huippukokouksessa. Karl Heinz hoitaa tällä haavaa tällä, tällä kertaa loput täysistunnostamme. Kiitoksia. I did. No, but I the Excusez-moi, j'ai la parole. Dear colleagues, let's go on and start with the last... Hyvät kollegat, seuraavaksi tämän päivän viimeinen asiakokonaisuus, päätöslauselma Euroopan alueiden komitean painopisteistä Euroopan komission vuoden 2018 työohjelma ajatellen. Kuka haluaa käyttää puheenvuoron aiheesta? Nobody is a very... Tämähän on mainita. Kukaan ei halua puhua. Hienoa. Voimme eh, saman tien sitten lähteä näihin muutosehdotuksiin. Ykkösestä liikkeelle. Puolesta vastaan hylätty. Numero muutosehdotus kaksi. Albert, saat puheenvuoron. At first sight it might seem that uh, this amendment should be... No vaikuttaisi ehkä alusta siltä, että tätä muutosehdotusta kannattaisi tukea, mutta ne pilarit, joista puhuin tässä alkuperäisessä kohdassa, älykäs, kestävä ja sisältävä kasvu. Kaikki löytyvät Eurooppa 2020. Se, mitä tässä nyt nähdään, ovat lisäsanat vastustuskykyinen ja kilpailukykyinen. Ja se, että ne löytyvät tästä valkoista kirjasta, valkoista kirjasta Euroopan tulevaisuudesta. No sehän on vain valkoinen kirja ja näkemys asiasta. Ei vielä ole niin pitkällä, joten minä haluaisin säilyttää sen sanamuodon, joka löytyy jo hyväksytyistä asiakirjoista, joita olemme tukeneet. Other requests on the floor? No, then we... Ei muita puheenvuoropyyntöjä puolesta, siis muutosehdotus kaksi puolesta vastaan. Tarkistamme sen elektronisesti. Äänestys alkaa. The vote is closed. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hyväksytty. Muutosehdotus kolme nyt puolesta vastaan hylätty. Neljä puolesta vastaan hylätty. Viisi. Anteeksi, Saatte puheenvuoron, olkaa I want to urge, uh, Kehottaisin kollegoja puheenjohtaja tukemaan tätä muutosehdotusta. Tässä pyrimme vahvistamaan periaatteita, jotka on aikaisemmin hyväksytty AKssa. Tiedämme kyllä, että on ollut tapauksia, joissa on ollut epäsymmetrisiä shokkeja. Olemme pyrkineet niihin vastaamaan. En oikein ymmärrä, mistä kenkä puristaa, jos tällaiset sanat pannaan kohdan neljä loppuun. Toivottavasti ihmiset tätä tukevat. Other requests. Onko muita puheenvuoropyyntöjä puolesta? Vastaan tarkistamme tämän tuloksen elektronisesti. Äänestys alkaa. Vote is clo- closed. Äänestys päättyy. Hylättiin. Muutosehdotus numero 5 numero 6 puolesta. Anteeksi, Albert vielä. Saat puheenvuoron. From, uh, eh, eh, seeking the floor. Anteeksi, jos jankutan tässä. Kollegat, tämmöistä olemme lausuneet aiemminkin MRK-lausunnossa ja Koter kokouksessa hiljattain hyväksymme tämän tyyppistä muotoilua jotka tässäkin ovat mukana, että kohta neljä nämä pantaisiin. Toivottavasti tuette. Thank you. Who is in favor? Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Muutosehdotus seitsemän. Puolesta. Vastaan. Hyväksytty. Kahdeksan puolesta vastaan hylätty. Yhdeksän puolesta Albert. President, um... Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Meillähän on ollut tämä valkoinen kirja, joka käsittelee Euroopan tulevaisuutta. Ja siinä on sitten sellaisia skenaarioita, jotka vähentäisivät koheesiopolitiikan tehokkuutta, vaikka se on ollut erittäin keskeinen pilari Äh, alueiden komitealle useiden vuosien ajan. Ja toivottavasti voisimme näin hyväksyä näiden sanojen lisäyksen, että tuo valkoinen kirja sisältää vaihtoehtoja, jotka johtaisivat siis siihen, että kohesiopolitiikan merkitystä vähennettäisiin. Me emme äh, tätä äh, kannata. Tämä järjestelmällisesti tätä keskustelua sitten jatkaa syvällisemmin toukokuussa. Tässä tullaan vähän ennakoimaan sitä. Also request on the, also request on the floor. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. Kuka puoltaa tätä muutosehdotusta? Numero yhdeksän siis. Kuka vastustaa? Äänestämme elektronisesti. Vote is closed. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hyväksytty. Sitten muutosehdotus 10 puolesta vastaan hyväksytty. Numero 11 puolesta vastaan hyväksytty. 12 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 13 puolesta vastaan hyväksytty. Numero 14 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän elektronisesti. Äänestys alkaa. Vote is closed. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty. Ja sitten muutosehdotus 15 puolesta. Vastaan hylätty. 16 puolesta vastaan hyväksytty. 17 muutosehdotus sitten puolesta vastaan. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Hyväksytty. 19 puolesta vastaan. Hylätty. 20 jos hyväksytään numerot 21 ja 2 raukeavat, 20 puolesta vastaan hylätty. Numero on 21 sitten puolesta vastaan hyväksytty. Sitten numero 22 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 23, jos se hyväksytään, sitten 25 raukeaa, 23 puolesta vastaan, hylätty, 24 sitten puolesta vastaan, hyväksytty, muutosehdotus 25 puolesta vastaan, tarkistamme elektronisesti. s'il y a un compromis, mais qui, qui, qui le propose Vote is closed. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hylätty yhdellä äänellä. Muutosehdotus 26. Tässä on suullinen kompromissi. Saadaanko se, saammeko sen tuonne taululle? Siellähän se. Jos kompromissi hyväksytään, 26 muutosehdotus äh, häviää. Puolesta, siis kompromissin puolesta, vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 27 puolesta vastaan hylätty. 28 puolesta vastaan hylätty. Numero 29 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän elektronisesti.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 ja tarkistamme tämänkin koneella. The vote is closed. Äänestys äh, päättyy. Muutosehdotus hylättiin numero 31 puolesta vastaan hyväksytty numero 32 puolesta vastaan hylätty muutosehdotus 33 puolesta jos se hyväksytään sitten numero 34 raukeaa puolesta vastaan hylätty muutosehdotus 34 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 35 puolesta vastaan hyväksytty. 36 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 37 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 38 puolesta vastaan hylätty. 39 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 40 puolesta vastaan hylätty. 41 puolesta vastaan hylätty. 42 puolesta vastaan hylätty. 43 puolesta vastaan. Tarkistamme elektronisesti. Vote is closed. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on mennyt läpi. 44 puolesta vastaan hyväksytty. Muutosehdotus 45, anteeksi. Olkaa hyvä, viimeinen kommentti. Vihu viimeinen puheenvuoroni. Niin ei voida sattumavaraisesti hoitaa humanitaarisen avun asioita ja niin päin pois. Ihmiskauppaa varmasti kaikki vastustamme. Se, mitä tässä nyt tuodaan esille, vastaa sitä, mitä Euroopan parlamenttikin on tuonut esille, että komissio ryhtyisi lainsäädäntötoimiin. Siksi toivon, että tätä tuettaisiin. Thank you. Kiitos. Siis puolesta, 45 puolesta vastaan. Tarkistamme tämän elektronisesti. Äänestys päättyy. Muutosehdotus on hyväksytty. Sitten loppuäänestys puolesta vastaan tyhjää. Päätöslauselma on hyväksytty. Öö, no niin, tämähän meni hyvin. Nyt voimme pikkuhiljaa hakeutua vastaanotolle. Ja huomenna aamulla yhdeksältä sitten jatkamme. Kiitoksia.